Welcome, uh, colleagues, to this um, part. Tervetuloa kollegat tähän kolmen kuulemistilaisuuden sarjan toiseen kuulemistilaisuuden. Aiheena Facebook Cambridge Analytica, skandaali ja tietosuoja, vaikutukset. Kyseessä on siis toinen kuuleminen sarjassamme, joka järjestetään Libe-valiokunnan ja tämän lisäksi ITRE, ja JURI valiokuntien yhteisenä kuulemisena. Nämä valiokunnat ovat myös edustettuina tilaisuudessamme. Muiden valiokuntien puheenjohtajat tulevat paikalle. Emme tiedä aivan varmasti ketkä sieltä tulevat, mutta juuri valiokunnasta paikalla on varapuheenjohtaja Madi Delvo. Afkosta todennäköisesti paikalle tulee edustaja Hubner ja Itrestä Paul Rybich. On tärkeää, että kaikki valiokunnat ovat mukana kuulemisessa. Niin ikään IMKon varapuheenjohtaja tulee paikalle ja myös kulttuurivaliokunnan edustaja. 4. kesäkuuta järjestimme ensimmäisen kuulemisen. Nyt täytyy lukea hieman tylsää johdantoa ennen kuin pääsemme itse varsinaiseen asiaan. Tämä kuitenkin on tärkeää, koska ensimmäisessä kuulemisessa kävimme hedelmällistä näkemysten vaihtoa hy- kysymys-vastausmuodon avulla. Näin toimitaan tälläkin kertaa. Tervetuloa kaikille vieraillemme. Oletamme, että lisää jäseniä saapuu vielä paikalle, kunhan he saapuvat näin maanantaina tänne Euroopan parlamenttiin. 12. huhtikuuta puheenjohtajakokous teki päätöksen puheenjohtajakokouksen tasolla, kun olimme tavanneet herra Zuckerbergin. Päätimme järjestää kolme syvällistä valiokuntakuulemista äh, keskeisten toimijoiden kanssa Cambridge Analyticasta ja Facebookista. Haluamme pureutua vielä syvemmälle näihin kysymyksiin ja käyttää EUn välineitä hyväksemme. Kollegat, olette kuulleet, että Emme ole saaneet välttämättä kaikkia keskeisiä puhujia paikalle, mutta olemme valiokuntien kanssa kyllä todella tehneet kaikkemme, jotta saisimme oikeat henkilöt tänne vieraiksemme. Halusimme, että päätöksenteon ja vastuutasojen keskeiset henkilöt olisivat täällä edustettuna ja haluamme kuulla vieraittemme kommentteja. Toisessa osassa keskitytään erityisiin vaikutuksiin erityisesti yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan, vaaliprosesseihin, luottamukseen, digitaalisissa foorumeissa, kyberturvallisuuteen ja markkina-asemaan, kun kyse on sosiaalista mediasta. Muistutan, että toinen heinäkuuta järjestetään kolmas osuus kuulemisista ja silloin kuulemme komission jäseniä mahdollisista korjaustoimista ja poliittisista valinnoista niin, että tämä tapainen skandaali ei pääsisi toistumaan. Ja silloin olemme pyytäneet, että Facebookista paikalla olisi Sheryl Sandberg, taikka sitten vaihtoehto hänen läsnäololleen. Meillä on kolme hyvin mielenkiintoista paneelia tänään. Muistuttaisin kuitenkin ensin vielä kuulemisen säännöistä ja äh, Q&A-osuudesta. Äh, Eli pyydän teitä pitämään kiinni tiukasti puheajoista. Ennen kokousta poliittiset ryhmät ovat sopineet, että kysymyssessiot jaetaan niin, että jokaisessa sessiossa esitetään 15 kysymystä. Kysymykset on jaettu Dontin järjestelmän mukaisesti. Oikeudenmukaisuus tässä vallitsee kysymysten jälkeen pyydämme sitten vieraita vastaamaan niin, että tahti pysyy yllä tässä kuulemisessa. Alustusten jälkeen paneelissa annamme eh, puheenvuoron kyseisten valiokuntien puheenjohtajille ja tämän jälkeen sitten käymme puhujalistaa lävitse. Puhujalistalla olevat henkilöt ja myös eh, valiokuntien johtajat puheenjohtajat saavat esittää yhden kysymyksen ja sen voi osoittaa yhdelle panelistille. Puheaikaa on maksimissaan yksi minuutti ja panelisteilla, jotka vastaavat, on enimmillään kaksi minuuttia vastausaikaa. Jos aikaraja ylittyy, niin ikävä kyllä mikrofoni sitten katkaistaan. Jos jäsen ei ole paikalla, niin seuraava puhuja saa välittömästi automaattisesti puheenvuoron. Kaikki tämä taitaa olla aivan ilmiselvää ja uskon, että no, nyt voimme mennä eteenpäin. mä ehkä niin tylsää kuitenkaan ollut. Nyt sitten varsinaisiin puhujiin. Meillä on paneelissamme Andrea Jelinek. Hän on Itävallan tietosuojavaltuutetun edustaja. Sitten Paul-Olivier Döe. Hän on personaldata.io puheenjohtaja ja perustaja. Ja sitten Steve Satterfield, hän on Facebookin edustajana ja vastaa eh, yksityisyyden suojasta ja mainospolitiikasta. Nyt käynnistyy siis ensimmäinen osuus kuulemisessa ja kysymyslista otetaan esille. No puhujat kuitenkin ensin, eli puheenvuoron ensimmäiseksi saa pahoittelut, pahoittelut vielä olemme avoimia ja demokraattisia. Yeah. No, I'm just going to invite, because it's... No, me olemme Euroopan parlamentissa ja näin täällä toimitaan. Nyt pyydän puheenjohtaja varapuheenjohtaja muista valiokunnista. Haluatteko käyttää puheenvuoron, Madi? Kiitos, Claude. Minä edustan täällä oikeudellisten asioiden valiokuntaa ja meidän valiokuntamme tarkastelee pääasiassa kysymyksiä, jotka liittyvät äh, siihen, minkälaista lainsäädäntöä tässä voidaan noudattaa, kuka on toimivaltainen viranomainen ja miten valituksia käsitellään. Myös kansainvälisen lain tulkinta, eettiset kysymykset, uudet teknologiat, äh, tietojen louhinta, ja tekijänoikeudet kiinnostavat myös meidän valiokuntaamme. Tervetuloa myös meidän jäsenillemme ja asiantuntijoille täällä tänään. Toivon, että saamme aikaan avointa ja rakentavaa keskustelua. Meitä kiinnostaa ymmärtää, mitä tässä asiassa oikein on tapahtunut ja mitä voidaan tehdä, jotta tällainen vältettäisiin tulevaisuudessa. Siinä se ihan lyhyesti aloitetaan saman tien varsinaisesta asiasta. Yes. Aina menette itse suoraan asiaan ja puhutte lyhyesti. Entäpä muiden valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat? Sitten kun ne tulevat paikalle, niin katsotaan mikä tilanne on toistaiseksi. Tilanne on tämä. Voimme käynnistää kuulemisen ja annan puheenvuoron ensimmäiselle vieraallemme. Andrea Jelinek, hän on Itävallan tietosuojavaltuutetun viranomaisen edustaja. Olkaa hyvä. 10 minuuttia. Kiitokset puheenjohtajille, arvon parlamentin jäsenet. Yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 31. Äh, toukokuuta ja se astui itse asiassa voimaan jo kaksi vuotta sitten. Ja Euroopan tietosuojaneuvosto EDPB äh, perustettiin yhdessä tietosuojavaltuutettujen kanssa ja komission kanssa – ja tällä elimellä on päätöksentekovaltuutus. Cambridge Analytica tutkittiin jo Isossa Britanniassa tietosuojavaltuutujen toimesta sen vuoksi, että se sijaitsee Isossa Britanniassa. Jos tämä olisi kuultu vasta toukokuun jälkeen, niin silloin tämä olisi saanut, tämä olisi saanut osallistua myös muut valtuutetut ICO tutki asiaa ja sitten eh, tätä jaettiin kaikille. Nyt vaikuttaa siltä, että tästä voi tulla isot sakot eh, analytikalle, mutta jos tämä olisi eh, tapahtunut ennen yleistä tietosuoja-asetusta, niin silloin ICO olisi johtava viranomainen, mutta myös tutkiva viranomainen. Ja ainoa, joka laatii raportin, mutta ISEO pitää meidät ajan tasalla koko ajan ja me teemme läheistä yhteistyötä sen kanssa. Tutkimukset, tutkimuksia on tehty ja tulokset julkaistaan kesäkuussa tai heinäkuussa raportin muodossa. Yksi tärkeimmistä yleisen tietosuoja-asetuksen asioissa on sääntöjen noudattaminen ja se nyt yritysten pitää tehdä, osoittaa, että tietoja on noudatettu, että ne ovat sitä vastuussa. Ja yleinen tietosuoja-ajatuksen kautta annetaan tavallaan yksilöille takaisin heidän omat henkilötietonsa ja niiden va- <clears throat> omistaminen. Meillä on äh, nyt vahvemmat keinot kuin aikaisemmin. Tietosuoja ei äh, pudonnut taivasta 25. toukokuuta, vaan se astui voimaan tämä asetus jo 25 vuotta sitten. Yritysten täytyy saada palautettua käyttäjien luottamus. Yleinen tietosuoja-asetus on ihan välttämätön lainkin mukaan. Jos investoi tietosuojaan etukäteen, ja jos kantaa vastuuta valvojana ja jos ottaa vastuun omasta vastuustansa, niin silloin ei tarvitse käyttää rahaa mainoskampanjoihin jälkikäteen ja ilmoittaa, että on pahoillaan, mikä ei todellakaan riitä. Euroopan tietosuojaneuvosto, kuten me tiedämme, sillä on jo yli 30 rajat ylittävää tapausta ja me tulemme tutkimaan hyvin tarkkaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti nämä tapaukset yhdessä tietosuojavaltuutettujen ja muiden kanssa. Facebook ja Cambridge Analytica, minä uskon, että nämä ovat vain jäävuoren huippu, niin kuin monet muutkin ovat aikaisemmin sanoneet, mutta minun täytyy nyt siihen luottaa. Se, mikä on tässä erityisen huolestuttavaa, ovat ne paljastukset ja se, että Facebook tunnustaa, että se on jakanut käyttäjien ja myös ei-käyttäjien henkilötietoja. Tämä on kuin palapeli ja me emme tiedä kuinka monta palapeliä palaa tässä palapelissä on ja kuinka monta on vielä kuinka monta vielä puuttuu. Tietosuoja on perusoikeus, sitä on kunnioitettava ja se on taattava. Ja yleinen tietosuoja-asetus sitä tukee. Ei ole kysymys siitä, käyttääkö joku tietoja väärin, joku, jolla ei pitäisi edes olla näitä tietoja, koska ei ole mitään oikeutta niitä kerätä. Mutta siitä huolimatta näitä tietoja ei saa käyttää ja prosessoida, mikäli henkilö ei ole niitä antanut vapaaehtoisesti itse. Ja kuten me luimme viime viikolla Wall Street Journal käynnistänyt keskustelun siitä, pitäisikö USAssa käynnistää vastaavanlainen yleinen tietosuoja-asetus. Ja tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun USAssa tietoisuus tästä on kasvanut ja kansalaiset ovat todellakin huolestuneita heidän henkilötietojensa käytöstä. Ja monilta puolta maailmaa onkin ilmaistu kiinnostusta yleistä tietosuoja-asetusta kohtaan ja Eurooppa tässä nyt johtaa marssia. Ja monet yritykset eivät vain yritä noudattaa tätä niin kuin niiden pitää, vaan niiden tietoisuus ylipäätään tietosuojasta on kasvanut. Ja tämä, tulee, tämä on kiitos USA kansalaisten. Kiitos. Sitten Paul Olivier liittyy personaldata.ioon. Edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hienoa, että pääsin puhumaan näin, näin hienoon tilaisuuteen. Tämä on suuri kunnia. Minä törmäsin tämän Cambridge Analytica-tarinaan ihan kansalaisena, jolla on hieman tietoa näistä tietosuoja-asioista. 2015 luin Guardianista Barry Davisin jutun, jossa kerrottiin, että brittiyritys oli käsitellyt satojen miljoonien amerikkalaisten tietoja poliittisiin tarkoituksiin. Ja ymmärsin, että tässä voidaan päästä hedelmällisiin keskusteluihin tietosuojasta erityisesti äh, Yhdysvaltain suuntaan. Aloin tutkia asiaa omin päin ja kokosin nopeasti paljon todistusaineistoa, joka oli hyvin huolestuttavaa. Asia tuntui tärkeältä liittyen erityisesti siihen, miten sosiaalista mediaa käytettiin Brexitin ja Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä. Tai lähinnä liittyen siihen, minkälaista mediapeittoa liittyi näihin tapahtumiin. Otin yhteyttä toimittajiin löydösteni kanssa ja jotkut Cambridge Analytica-artikkelit olivat tästä sitten seurausta eri vaiheissa. Parin vuoden aikana katselin hämmästyneenä, kun Facebookin PR-osasto hyvin taitavasti väisteli näitä syytöksiä, jotka minä tiesin totuudenmukaisiksi. Tämä toimi Facebookin kannalta hyvin, kunnes sitten maaliskuussa 2018 kävi toisin. Joku sanoi, että Cambridge Analytica tai Facebook on itse asiassa sama kuin Cambridge Analytica, mutta sillä on parempi PR-osasto. No tuo voi olla tottakin, koska sellaisia asioita, joita Cambridge Analytica yritti tehdä. Facebook tekee ihan rutiininomaisesti, mutta viime aikoihin asti kukaan ei ole oikein huomannut sitä, eikä ole nostanut asiaa esiin. No, tämän tyyppinen mediakäsittely on tällaista ylhäältä alaspäin etenevää läpinäkyvyyttä. Tietosuojan kannalta se ei itse asiassa käsittele yksittäistä rekisteröityä henkilöä. Eli minkälaista olisi sitten alhaalta ylöspäin etenevä läpinäkyvyys? No se on vaikeampi toteuttaa, mutta sen ei pitäisi olla sitä. Tavoitteena on se, että yksilöt ymmärtävät, kuinka heidän informaatioekosysteeminsä muodostuu ja miten he saisivat kysymyksiinsä vastauksen, kysymyksiin, joita heillä on lain perusteella oikeus esittää. Ensimmäisessä kuulemisessa professori David Carroll äh, puhui tästä asianosaisen tiedonsaantipyynnöstä Britanniassa – oikeudenkäyntien kannalta. No Facebookin tapauksen, tapauksen liittyen minä tein tällaisia asianosaisen tiedonsaantipyyntöjä joulukuussa 2016 tai siitä alkaen ja pyysin Facebookilta räätälöityyn yleisöön ja pikselidataan liittyviä tietojani. Nämä räätälöidyt hän sallivat sen, että pystyy kohdentamaan mainontaa sellaisiin yhteisöihin, jotka ovat antaneet puhelinnumeronsa tai sähköpostiosoitteensa – ja sen jälkeen mainostajalla on sitten nämä tiedot. Facebook sitten ihan sattumavaraisesti rajasi tämän tiedon tietojen historian tietojen keston kahteen edelliseen kuukauteen, eli se oli hyödytöntä tietoa vaaleihin liittyen. Oli aika shokeraavaa kuitenkin nähdä se satojen mainostajien lista, joille olin antanut suostumukseni. Ja monet toimittajat sitten kirjoittivat artikkelinsa tämä tieto edellä liittyen Facebookin harjoittamaan tiedonjakoon. Pyysin myös pikselidataa ja se on sitä tietoa, listoja niistä sivuista Facebookissa, jossa minut on rekisteröity käyttäjäksi tai, tai jotka seuraavat minua käyttäjänä. Tämä voisi olla hyvin informatiivista tietoa, jopa taannehtivasti, erityisesti vaalien yhteydessä ja puolitoista vuotta myöhemmin sain tuon listan tästä tiedosta ja se johtikin sitten kysymyksiin Facebookin teknologiajohtajalle brittiparlamentissa, Mark Zuckerbergille Euroopan parlamentissa ja, ja Yhdysvaltain kongressissa. Ja kaikki nämä Facebookin johtajien antamat tiedot olivat itse asiassa ristiriidassa niiden tietojen kanssa, joita itse olin saanut. Ja tähän tarttui myös yhdysvaltalaissenaattori Blumenthal kirjallisessa kysymyksessään Mark Zuckerbergille. Facebookin vastaus oli antaa hyvin epäselvä suunnitelma tällaisesta tulevasta ominaisuudesta Facebookissa, jonka nimi on Clear History. Ja se tulee jo voimaan tullessaan olemaan aivan, aivan aikansa elänyt keksintö. Ja se ei lisää läpinäkyvyyttä mitenkään. Minä itse jatkan, jatkan tätä läpinäkyvyys, läpinäkyvyysponnistelujani, jotka aloitin Facebookin suuntaan puolitoista vuotta sitten. Haluan tässä kohtaa huomauttaa, että tein nämä alkuperäiset tietopyyntöni tämän Privacy Shield järjestelyn puitteissa. Ja otin yhteyttä kolmanteen riippumattomaan osapuoleen nimeltä TrustE. Ja jonkun ajan kuluttua sitten kävi ilmi, että Facebook oli ollut yhteydessä tähän TrustEihin ja miettinyt yhdessä tämän kanssa, kuinka näistä minun valituksistani päästäisiin eroon. Ja nyt pitää sanoa ihan suoraan, että myös Irlannin tietosuojavaltuutetulla on tässä osansa, ja monet ovat tästä samaa mieltä, eli Irlannin tietosuojavaltuutetun toimisto on itse asiassa mahdollistanut Facebookin toiminnan silloin, kun se toimii niin, että ei kiinnitä mitään huomiota eurooppalaiseen tietosuojalainsäädäntöön. Eli Facebook on todella samanlainen kuin Cambridge Analytica, mutta sillä on parempi PR-osasto, paremmat asianajajat ja parempi lobbaustoiminta. Loppujen lopuksi, lopuksi tämä kaikki on, on todella valitettavaa. En tässä hae läpinäkyvyyttä sen itsensä vuoksi, vaan siksi, että haluan paremmin ymmärtää, miten nämä järjestelmät toimivat ja haluan kertoa muille myös näistä asioista. Olen perustanut voittoa tavoittelemattoman järjestön tai alustan personaldata.io ja me, meillä on strategia – näihin alustoihin liittyen. Ja jätän tämän strategian kirjallisessa muodossa tälle valiokunnalle, en käy sitä tässä sen enempää läpi. Facebookin tiedot ovat kuitenkin avainasemassa tässä nyt liittyen niihin ongelmiin, jotka Facebook on, on luonut. Facebook itse, itse ei tässä ehkä ole nyt avainasemassa. Facebook ja Mark Zuckerberg voivat nyt pyydellä anteeksi ja pyytävät meiltä yhä, yhä suurempaa luottamusta siihen, että korjaavat asiat. He itse asiassa saavat käsinsä yhä suurempaa valtaa tässä ekosysteemissä, jota he itse saastuttavat. Vaihtoehtoisesti suuri osa tästä datasta voitaisiin kopioida Facebookin ulkopuolelle tietojen siirrettävyysoikeuden kautta ja lisäpalveluita voitaisiin rakentaa sitten tätä kautta. Esimerkiksi Facebookin pikselidata voitaisiin viedä vaikkapa ravitsemusneuvojalle, joka voi sitten tarjota neuvojaan. Sitä voidaan tarjota myös toimittajille, jotka yrittävät ymmärtää ulkomaista painostusta ja vaikutusta paremmin. Mutta Facebook haluaa estää tällaisen kehityksen ja tilanne voi jopa heikentyä tulevaisuudessa. Facebook antaa tällaista valinnaista pääsyä tähän dataan, jotta se pääsee itse muokkaamaan tätä innovaatiota, joka liittyy heidän omaan alustaansa ja Facebookin omiin liiketoimintatavoitteisiin. Tämä tietojen siirrettävyys on tällaista ennenaikaista jakelua tai distribuutiota. Se itse asiassa antaisi mahdollisuuksia innovaatioon ja, ja vallan jakamiseen uudella tavalla tässä ekosysteemissä. Mark Zuckerberg itse asiassa kieltää meiltä kaikilta tällaisen mahdollisuuden ja pääsyn omiin tietoihimme ja ei halua, että kehitämme palveluita, joilla näihin ongelmiin voidaan vastata. Se on ihan järkevää. Hän roikkuu nyt kiinni tällaisessa vanhentuneessa liiketoimintamallissa, eikä siihen eikä häneen voi luottaa niin kauan kuin yritys toimii näin. Kiitos. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa Steve Satterfield. Hän on äh, henkilötietosuojan ja mainospolitiikan johtaja Facebookista. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Minulla on kunnia olla tänään paikalla. Minä olen Steve Satterfield, olen henkilötietosuojatiimin johdossa. Vastaamme tietosuojakysymyksistä myös mainostuotteiden e, ja verkkofoorumien kohdalla. Työllistämme insinöörejä, tietosuoja-asiantuntijoita, kun suunnittelemme tuotteitamme. Facebook luo välineitä, jotka auttavat ihmisiä pysymään yhteydessä tärkeisiin ihmisiinsä, läheisiin ihmisiinsä. Myös sovellusten kehittäjät ottavat huomioon tietosuojan ja tiedon siirrettävyyden periaatteet. Sehän sisältyy myös tietosuoja-asetukseen. Tänään keskustelemme Facebook Facebookiin liittyvästä tilanteesta, joka tapahtui, kun tohtori Alexander Cogan siirsi äh, Cambridge Analyticasta äh, henkilötietoja. Haluamme varmistaa, että Cambridge Analyticassa tapahtunut ei pääse enää toistumaan. Haluan myös laajentaa keskustelun alaa ja puhua Facebookin tietosuoja käytännöistä yleisemmällä tasolla. Ja haluaisin kertoa, miten toimimme myös tietosuoja-asetuksen kohdalla. Haluan selkeyttää yleisiä väärinkäsityksiä tiedon kerusta ja mainonnasta Facebookissa. Monet keskustelun aiheemme tänään liittyvät luottamukseen. Cambridge Analyticassa kyse oli luottamuksen rikkomisesta, kun kyse on Facebookista ja sitä käyttävistä henkilöistä. Meidän täytyy nyt ansaita luottamus takaisin, kun kyse on tuotteistamme, sisäisistä prosesseista. Toki se vaatii aikaa, edessämme on haasteita, olemme sitoutuneita korjaamaan tilanteen. Tämänpäiväinen kuulemisen aihe on Cambridge Analytica. Totean, että meidän käytössämme olevat parhaat tiedot antavat ymmärtää, että eurooppalaisten tietoja tohtori Kogan ei jakanut Cambridge Analytican kanssa. Tätä toteamusta tukevat myös sopimuksemme. Myös tohtori Kogan itse on todistanut tämän mukaisesti ja myös sisäiset analyysimme osoittavat näin. Emme voi tietenkään aukottomasti tätä todistaa ennen kuin saamme tämän menettelyn loppuun, kunhan saamme tietosuojavaltuutetun luvan yhdistyneestä kuningaskunnasta. Kun otamme kuulemisen vaikutukset Cambridge Analyticaan ja eurooppalaisen kansalaisiin on syytä muistaa se, mitä tapahtui ja miten olemme sitoutuneet siihen, että näin ei enää koskaan pääse missään tapahtumaan uudelleen. Eli mitä me teemme, jotta tämä estetään? Ensinnäkin vuonna 2014 muutimme politiikkamme niin, että tarkemmin säännellään sitä, minkälaista tietoa sovellukset voivat ihmisiltä pyytää – kun sovellukset pyytävät ihmisiltä tietoja, silloin kun kyse on muista kuin perustiedoista, niin vaaditaan aina perusteluja. Ensin kun käyttää sovellusta, niin silloin pyydetään lupaa vain rajallisiin tietoihin, nimi, profiilikuva, sähköpostiosoite, jollei ensin käydä sitten operaatiotiimin tarkkaa tutkimusta lävitse. Jos sovellusta ei käytetä kolmeen kuukauteen, niin sitten tietoja ei saa enää käyttää. Huhtikuussa uutisvirran alussa toteamme käyttäjälle, mitä sovelluksia hän käyttää ja sitten on mahdollista poistaa myös jo annetut luvat, jos henkilö ei enää halua käyttää näitä sovelluksia. Me tutkimme jokaisen sovelluksen, e, joka käyttää suurta tietomäärää ennen, ennen kuin otimme ne mukaan vuonna 2014 ja sitten jos sääntöjä ei noudateta, niin sovellus poistetaan. Olemme käyneet lävitse valtavan määrän sovelluksia ja niitä on poistettu sieltä pari tuhatta. Me olimme jo tätä ennen tehneet työtä kahden vuoden ajan, jotta tämä prosessi vastaa todella yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Facebook on todella ponnistellut tämän takia. Meillä on suuri tiimi työssä yrityksessä. Sadat ihmiset ovat olleet kehittämässä toimintaa tällä alalla ja mukana ovat myös alan asiantuntijat. Muutama esimerkki tekemästämme työstä. Esimerkiksi asetuksia on yksinkertaistettu, nyt yhdessä paikassa voi tehdä kaikki tarvittavat asetukset, eikä entisen mallin mukaan 20 eri paikassa. Sitten olemme myös siirtävyysvälinettä päivittäneet vaatimusten mukaiseksi. Nämä välineethän ovat kaikkien käyttäjien käytössä maailmanlaajuisesti. Sitten eurooppalaisilta pyydetään eksplisiittistä suostumista, hyväksyntää tiettyjen henkilötietojen välittämisen suhteen. Heidän käy, tietojensa esimerkiksi voidaan käyttää kasvojen tunnistukseen, siihen vaaditaan lupa. Ja sitten nämä kaikki ovat täysin vaihtoehtoisia ominaisuuksia. Vaikka niitä ei hyväksyisikään, niin ihminen voi silti käyttää edelleenkin Facebookia teemme sopimuksen käyttäjien kanssa. Sopimuksessa on ehdot. Me pyydämme ihmisiä hyväksymään nämä käyttöehdot ennen kuin he jatkavat Facebookin käyttöään. Sanoisin, että tämä sopimus on erillinen suhteessa tähän sopimukseen hyväksyntään, jonka juuri kuvailin. Tietosuoja ei tietenkään loppunut toukokuun 25. päivä, vaan päinvastoin Meillä on tiimi, joka työstää yleistä tietosuoja-asetusta ja nyt yhteistyötä tekevät tiimit Facebookissa, kaikki ne tiimit, jotka kehittävät palvelujamme. Kyse ei ole pelkästään sääntöjen noudattamisesta ja käyttäjien omasta valvontamahdollisuudesta, vaan esimerkiksi tämä Clear History-toiminto on oleellinen. Me annamme mahdollisuuden poistaa käyttöhistoria Äh, ja kun ilmoitimme tästä välineestä, niin toki ilmoitus oli epäselvä. Kuvailimme tätä välinettä hyvin laajasti yleisellä tasolla, koska halusimme saada ihmisiltä palautetta maailmanlaajuisesti, kun vasta kehitimme tätä välinettä. Ennen kuin menemme kysymysosuuteen, niin haluaisin selkeyttää pari seikkaa palvelustamme ja erityisesti mainoskysymyksestä. Eli mitä me teemme ja mitä me emme tee. Tämän haluan tehdä selväksi. Ensinnäkin mainosala. Meidän liiketoimintamallimme pohjautuu mainontaan. Se on paras malli tehtävässämme. Me käytämme tietoa mainosten mm, henkilökohtaistamiseen, personifiointiin. Ihmiset haluavat nähdä relevantteja mainoksia tutkimusten pohjalta ja me tiedämme, että tämä auttaa myös ihmisiä, yrityksiä, jotta he saavat yhteyden juuri oikeisiin asiakkaisiin. Mainonta on ollut äärimmäisen tärkeää erityisesti pk-yrityksille, joilla on pienet mainosbudjetit. Mainonta ja yksilö henkilötietojen suoja eivät ole päinvastaisia ristiriidassa keskenään. Meidän täytyy varmistaa, että ihmiset voivat myös valvoa, hallita näkemiä mainoksia. Eli vaaditaan lupa, hyväksyntä suhteessa kolmansiin osapuoliin. sitten ihmiset voivat myös hallita tietoja siitä, mitkä asiat heitä kiinnostavat kiinnostavat, eh, jotta he voivat eh, saada nimenomaan relevantteja mainoksia omien mielenkiinnon kohteidensa pohjalta. Ja sitten hiljan esille nousseita kysymyksiä siitä, miten Facebookin eh, toiminta toteutetaan silloin, kun kyse on sellaista henkilöistä, jotka eivät ole Facebookissa. Haluan tehdä tämän aivan selväksi. Facebook ei luo tilejä ihmisille, joilla ei varsinaisesti ole Facebook-tiliä. Me haluamme mainonnasta relevantimpaa. Meillä on esimerkiksi tämä like ja share nappi, jota voi käyttää ja on myös Facebookin login mahdollisuus. Monet yritykset käyttävät, äh, tarjoavat myös tämän tyyppisiä palveluja asiakkailleen. Ihmiset käyttävät palveluitamme ja me saamme tietoja esimerkiksi loggauksista silloinkin, kun henkilö ei ole Facebookin asiakas. Sen takia, että tämä sovellus ei kerta kaikkiaan tiedä, onko henkilö Facebookissa vai ei. Sitten ilmoitamme, että jaamme tietoja ja pysy, pyydämme lupaa silloin, kun sitä vaaditaan. Käytämme näitä tietoja useaan tarkoitukseen. Mielelläni vastaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin, mutta me emme luo mitään varjoprofiileja. Se ei kerta kaikkiaan pidä paikkaansa. Tietosuoja on aivan keskeistä toiminnassamme. Toimitusjohtaja Zuckerberg sanoi, että jos emme pysty suojelemaan ihmisten henkilötietoja, niin meillä, me emme ole mm, näiden ihmisten arvoisia. Emme voi tarjota heille palveluja. Yleinen tietosuoja-asetus on viimeisten vuosien aikana ollut kannustimena meille. Haluamme parantaa tietosuojaa kautta kaikkien palvelujemme. Me haluamme myös parantaa merkittävällä tavalla käytäntöjämme. Meillä on vielä tässä työsarkaa. Haluan kiittää kaikkia mahdollisuudesta käyttää tänään puheenvuoroja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitos sitten suoraan kysymyksiin. Yksi minuutti per kysymys ja kaksi minuuttia per vastaus. Lista on Dehontin periaatteen mukaisesti laadittu. Ja jos yksi jäsen saa kysyä kaksi kysymystä, niin tästä on sovittu jo ennen kokousta, koska joku jäsen on poissa. Tämä on ainoa muutosmahdollisuus tähän listaan, joka on tehty etukäteen. Ja ryhmät ovat siis vastuussa listan laatimesta. Ensin Juri valiokunnan varapuheenjohtaja Madi Delvo. Olkaa hyvä. Question goes to... Kiitos. Minun kysymykseni herra Satofille. Te selititte tai annoitte informaatiota siitä, mitä Facebook tekee nyt suojellakseen käyttäjiensä tietoja ja eurooppalaisia. Eli sovelletaanko tässä samoja toimia, politiikkaa myös muiden mantereiden kansalaisille kuin Euroopan unionissa? Ja minkälaisia toimenpiteitä te olette tehneet äh, niin, että ne äh, käyttäjät, jotka ovat kärsineet vahinkoa, pääsisivät helposti, voisivat nostaa tästä oikeusjutun? Thank you for your question. Kiitoksia kysymyksestä. Ensimmäinen kysymys kuului, että tarjoammeko samanlaista suojaa Eurooppaan ja muualle maailmaan? Vastaus on kyllä. Suoja ja asetukset ovat kaikille ympäri maailmaa ihan samanlaiset. Facebook Irlanti on eurooppalaisten tietojen ylläpitäjä ja muualla on sitten muita ylläpitäjiä muille maanosille. Yleinen tietosuoja-asetus on laki, joka on eurooppalaisten laatima ja se heijastaa eurooppalaista perintöä ja kulttuuria ja ymmärrämme, että Euroopan ulkopuolella on maita, joissa tietosuojalainsäädäntö vasta kehittyy ja me haluamme vastata myös näiden alueiden tarpeisiin. Ja toinen kysymys kuului, että mitä teemme vastataksemme niille ihmisille, joilla on palautetta meidän palvelustamme. No sehän on meidän ydinliiketoimintaamme. Olemme jatkuvasti yhteydessä asiantuntijoihin, lainlaatioihin, säätelijöihin – tietosuoja-asiantuntijoihin, yksityisyysasiantuntijoihin ja otamme heidän kommenttinsa huomioon, kun rakennamme omaa tuotettamme. Okay, um, the second question. Toinen kysymys minulta Libe-valiokunnan puheenjohtajana. Muutama päivä sitten herra Satterfield New York Times raportoi, että Facebook on antanut sovelluskehittäjille valtavasti tietoa Facebookin käyttäjistä. Kuinka paljon tätä tietoa edelleenkin annetaan ja missä määrin? No sitten täsmämainonta Facebookin kautta. Onko Cambridge Analytica saanut jotain tietoa Facebookilta esimerkiksi ihmisistä, jotka ovat klikanneet jotakin mainosta tai muuta tietoa? Mitä foorumeita poliittiset mainosten käyttäjät ovat käyttäneet Facebookissa tai muilla sivuilla? Thank you for that question. Uh, I think the first question... Kiitos. Ensimmäinen kysymys liittyi New York Timesin artikkeliin kumppanuuksistamme mm, mm, käyttöjärjestelmien ja laitteiden kehittäjien kanssa. on hyvin tärkeää ymmärtää, minkälaiset suhteemme ovat näiden toimijoiden kanssa, myös kolmansien osapuolten kanssa, jotka kehittävät sovelluksia. Silloin kun näitä kumppanuuksia käynnistettiin, niin puhutaan siis vuodista, vuosista 2008-2010, silloin mobiili infrastruktuuri oli, oli hyvin toisenlainen. Eli silloin käytettiin Androidia tai iOSia, downloadattiin App Storesta Facebookin sovellus. Näin ei tietenkään aina ollut. Noin vuonna 2010 sitten laitteiden kirjo kasvoi huomattavasti. BlackBerry, Palm, Symbian käyttöjärjestelmä, Nokia, puhelimet. Eli valtavasti eri vaihtoehtoja, joilla pääsi verkkoon. Ja Facebook oli silloin varsin uusi yritys sovelluksia ei voitu kehittää kaikkiin näihin käyttöjärjestelmiin, joten ryhdymme kumppanuksiin muiden yritysten kanssa, jotta voitiin käyttää esimerkiksi tätä like-toimintoa. Kuinka monet kumppanuudet ovat sitten jatkuneet? Vuoden alussa noin 50 5-60 kumppanuutta. Niin kuin ilmoitimme huhtikuussa näitä ollaan päättelemässä, koska nyt meillä on tietyt vallalla olevat käyttöjärjestelmät ja välineet. Eli puolet edellä mainitusta on edelleen käytössä ja vuoden loppuun mennessä loputkin sitten saadaan päätökseen. Ja toinen kysymys Cambridge Analyticasta ja mainonnasta. Saako mainostaja tietoa ihmistä? ihmisistä silloin, kun mainoskampanja on käynnissä. Cambridge Analytica tietojemme mukaan ei saanut eurooppalaisista tietoa. Cambridge Analytica on mainostaja ja se saa mainoksia Facebookin kautta saman tapaan kuin muutkin, eli koontitietoja esimerkiksi siitä, kuinka moni ihminen klikkaa jotakin mainosta ja yleistä tietoa, äh, esimerkiksi väestötietoja, mainosten klikkaajista ja niin edelleen. Ja sitten kysymys siitä, missä Cambridge Analytica on mainostanut, millä sivuilla. Facebook, Instagram, äh, meidän päätoimintaamme on näyttää mainoksia. Aika meni hieman ylitse, mutta tämä oli kyllä minun kysymys, eli hyväksytään. Sitten Roberta Metsola, yksi minuutti, EPP, Libe-valiokunta. Kiitos. Äh, aloitan Einin äh, suosittulla mielipiteellä. Olen nimittäin Facebook-fani. Minä tulen maasta, jossa suuri enemmistö käyttää säännöllisesti Facebookia. Mutta toki äh, siinä on heikkouksia, joten tämä on myös teille, herra Satterfield. Ja meidän Facebook-alusta valiokunnassamme täytyy, siellä täytyy hoitaa tällaiset heikkoudet. Me tiedämme, että Cambridge Analytican kaltaiset yritykset ovat keränneet tietoja, vaikuttaneet Brexit-äänestykseen, USA presidentin äänestyksiin ja esimerkiksi minun kotimaan ja miljoonien eurooppalaisten tietoja käytettiin väärin. Joten ihan konkreettisesti, miten voimme varmistaa, enkä ole oikeastaan kuullut tätä teiltä näissä keskusteluissa, että, että vakuuttajista, että näin ei voi käydä uudelleen ja että ihmisten yksityistiedot ovat turvassa tänään verkostossa. ja mitä on tehty, jotta tällaiset bona fide-yritykset eh, eh, ruokkaavat eh, syöttävät tietoja Facebookiin, mutta sitten kuitenkin myyvät näitä tai välittävät näitä tietoja esimerkiksi nettitrolleille. Kiitos tähän ensimmäiseen osaan Cambridge Analyticasta valittaa ja siitä, että se olisi vaikuttanut EUn kansanäänestykseen tai Brexitiin, niin jälleen kerran toistan ainoa todiste, mitä meillä on, on, että Cambridge Analytica ei saanut tietoa eurooppalaisista käyttäjistä. Mutta toinen asia, mitä me voimme tehdä, jotta voimme estää meidän ähm, välineittemme äh, käyttö vaaleihin vaikuttamiseksi. Ensimmäinen asia, on se, minkä te itsekin sanoitte. Paljon tästä väärinkäytöstä tulee ihmisiltä, joilla on salainen henkilöllisyys, eli, eli valehenkilöt, esimerkiksi venäläisillä. Eli paljon mitä on tapahtunut nimenomaan vaalien yhteydessä on se, että me yritämme tavallaan jäljittää näitä valeidentiteettejä ja tilejä. Ja nykyään me kykenemme usein identifioimaan nämä valetilit. Me olemme blokanneet päivittäin noin pari miljoonaa valetiliä. Eli Ja mitä tulee äh, valeuutisiin, eihän kukaan niitä halua, ainakaan Facebookissa, ainakaan meidän käyttäjämme eivät niitä halua. Eli meillä on äh, myös henkilöitä, jotka työskentelevät äh, tällaisten faktankeräjien kanssa ja sitten kun me näemme, saamme tiedon tällaista valeuutisista, niin silloin me etsimme sen ja me myös rankaisemme tästä. Ja me myös keskeytämme nämä taloudelliset toimet valeuutisten kanssa, koska on myös niitä, jotka yrittävät tehdä rahaa tällä. Joten valetilit, valeuutiset, pitää lisätä avoimuutta. Monet yrittävät käyttää meidän apsivälineitä informaation keräämiseen ja paras keino on se, että me valotamme heidän toimiaan. Myöhemmin tällä viikolla me tulemme ilmoittamaan, että tällaiset äh, valokuva view ads ö, äh, otetaan käyttöön tällaisen keinoin ö, äh, on ehkäpä kaikkein parhain keino puuttua siihen, mistä puhuit. Yritetään pitää kiinni tästä mallista yksi minuutti kysymys, kaksi minuuttia vastaukseen. Sitten Birgit Siippel, SFT, Libe-valiokunta, olkaa hyvä. And sorry, it's Kiitos. Ikävä kyllä tämäkin kysymys menee herra Satterfieldille. Olemme kuulleet hyvin selkeän lausunnon siitä, että kerättyjä tietoja voidaan välittää muille osapuolelle. Facebook on aivan tietoisesti tehnyt sopimuksen sovelluskehittäjän kanssa, joka on avoimesti ilmoittanut, että näitä tietoja, henkilötietoja välitetään kolmansille osapuolille. Voitteko kertoa, miten tämä sitten on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaista Euroopassa? Ja totesitte, että tämän henkilön tietoja ja myös hänen ystäviensä tietoja, joka ei ole hyväksyntää antanut yhtään mihinkään, on myös välitetty eteenpäin. Mainontahan vaikuttaa yksityisyyteen. Olemme havainneet, että yksilöitä voidaan manipuloida mainonnan kautta, eli selkeä yhteys on kyllä mainonnan ja henkilötietojen suojan välillä. Kiitos edustaja Sipälä näistä kysymyksistä. Ensinnäkin kyllä, yksityispolitiikka, kun ajatellaan tohtori Koganin sovellusta, niin siinä haluttiin hyväksyntä sille, että sovelluksen kautta tietoa välitetään eteenpäin. Meidän ehtomme pätevät. Päättääpä sitten sovelluskehittäjä äh, tehdä mitä tahansa. Eli eh, tässä ei ole käytössä minkäänlainen ylimenevä tai ohimenevä sääntö. Tohtori Kogan rikkoi politiikkamme useitakin politiikan aloja ja sääntöjä, esimerkiksi tiedon myynnin kohdalla ja sitten kun kyse oli myös mainonnasta, niin sääntöjä rikottiin. No sitten ystävien tiedot. Kun tohtori Koganin sovellus oli Facebookissa, niin piti pysyä, py, kysyä ihmisten hyväksyntää tietojen välittämiselle ja katsoimme, että Äh, olisi hyvä, että sosiaalisista kokemuksista voitaisiin hyötyä myös sovelluskehittämisessä, mutta saimme palautetta lukuisilta ihmisiltä niin, että tällainen ominaisuus tulisi äh, kytkeä pois ja näin sitten teimme äh, vuonna 2014. Monet ihmiset ovat myös nyt sanoneet, että Facebookin ulkopuolella on sitten helpompi luoda taas uusia yhteyksiä vanhoihin tuttaviin ja pohdimme tätä asiaa vielä uudemman kerran. No sitten mainonnan vaikutus yksityisyyteen. Luonnollisesti tällainen vaikutus on olemassa. Aina kun henkilötietoja käytetään tarkoitukseen kuin tarkoitukseen, niin luonnollisesti yksityisyyden suoja on varmistettava. Täytyy varmistaa, että ihmisellä on valvonta- ja hallintamahdollisuus omiin tietoihinsa. Sitten ECRn puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ja pahoittelen, mutta minunkin kysymykseni menee herra Satterfieldille. Täällä kuullaan paljon siitä, miten ihmiset ovat huolissaan yksityisyyden suojastaan Euroopassa. Ja kun tätä skandaalia nyt ajattelee, joka on siis henkilötietojen väärinkäyttöä, niin minua kiinnostaisi tietää, minkälaisia käytännön vaikutuksia tällä on kuluttajien luottamukseen Facebookia kohtaan. Eli onko teidän liikevaihtonne tuloksenne pudonnut Euroopassa tämän skandaalin jälkeen? Ovatko ihmiset sulkeneet Facebook-tilejään tämän skandaalin vuoksi Euroopassa? Nämä asiat kiinnostaisivat minua. Kiitos. Kerroimme näistä asioista ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen, ja se on sellaista tietoa, jonka voin kertoa. Luvut olivat ihan myönteisiä. Totta kai kerromme liikevaihtomme kehittymisestä ja, ja tilien määrästä jatkossakin aivan samansuuntaisesti kuin olemme tehneet aiemminkin. Axel Voss, EPP. Axel Voss, kansanpuolue, liivevaliokunta, olkaa hyvä. Please, thanks. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä Rova Jelinekiltä jotain, mutta sitä ennen selventää kuitenkin, että minulla on sellainen Pieni hetki, nyt on syytä laittaa kuulokkeet korville. Ähm, niin, minulla on hieman sellainen olo, että, että se, miten toimitaan yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa, äh, ei oikeastaan ole lisännyt äh, lakeja, vaan että oikeastaan vain valvontaa täytyy parantaa ja tiukentaa ja onko nyt rikosoikeudella mitään syytä, koska sanotaanhan ihmisillekin, että ei saa varastaa, mutta ei se aina tehoa. Kysyksinkin Rova Jelinekiltä, tämä eurooppalainen tietosuojaneuvosto, onko se käsitellyt tätä kysymystä ja mitä tuloksia, tai siis jos se on käsitellyt aihetta, niin mitä tuloksia sitten on tullut esimerkiksi näistä valvonnoista ja valvontamahdollisuuksista? Miten sitä voitaisiin hoitaa tulevaisuudessa paremmin? Kiitokset, hyvä edustaja, tästä kysymyksestä. Euroopan tietosuojaneuvosto on kokoontunut kerran 25. toukokuuta. Seuraava kokous siis tietosuojaneuvostohan on ollut voimassa vasta 25. päivä lähtien. Eli 4. ja 5. heinäkuuta on seuraava tapaaminen. Ja artikla 29 ryhmässä olemme työstäneet jo paljon muitakin äh, sektoreita ja luonnollisesti myös tätä valvontaa. Äh, tämä on aika lailla kansallinen asia, mutta yhteinen työ tässä toimintakykyisessä tietosuojan neuvostossa käynnistyy vasta 25. toukokuuta. Ja siellä me tulemme käsittelemään tätä kysymystä edelleen, minkälaista valvontaa toteutamme, emme vain reaktiivisesti, vaan myös proaktiivisesti, koska Tällä hetkellä meillä on 29 rajat ylittävää tapausta, jotka joita käsittelemme yhteisesti, joita nyt juuri tutkitaan, mutta riippumatta näistä 29, niin jatkamme muillakin sektoreilla aktiivisesti. Eh, Edustaja Gomez, SD, Libe, olkaa hyvä. Uh, um, Satterfieldille kysymys. Kun ajatellaan Cambridge Analytica, niin sehän on yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity yritys. Sitten kun vaaleja on järjestetty esimerkiksi Karibian alueella, niin sitten on jossakin tapauksessa käytetty mm, yksityisiä tietoja esimerkiksi oppositiojohtajista. Onko teillä tietoa siitä, onko nämä tiedot haravoitu Facebookista? Ja sitten 13. kesäkuuta päivätty kirje kehottaa Facebookia hyväksymään ulkoisen tarkastuksen. Emme ole kuulleet Facebookilta mitään vastausta. Hyväksyttekö sen, että toteutettaisiin ulkoinen, täysin puolueeton tarkastus tietosuojan suhteen? Jos ette tätä hyväksy, niin perustelkaa myös vastauksenne. Miksi olette toiminut näin yhdistyneessä kuningaskunnassa tässä asiassa? Ähm. Kiitos kysymyksestä, edustaja Gomez. Kun ajatellaan St. Kitts ja Nevisiä, niin en tiedä minkälaisia käytäntöjä siellä tietosuojan suhteen on ollut käytössä. Se, mitä sanoitte, on toki huolestuttavaa, mutta en voi puhua tietosuojaviranomaisen puolesta. No sitten ulkoinen tarkastus. Facebookiahan tarkastaa rahoitetaan toistuvasti ulkoisten toimijoiden mm, puolesta tai toimesta. Eli näin on tehty yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myös Irlannissa. Me teemme jatkossakin läheistä yhteistyötä Irlannin tietosuoja viranomaisen kanssa. He todella tarkkaan perehtyvät meidän käytäntöihimme ennen kaikkea nyt, kun yleinen tietosuojaesitys on voimassa. Ja oletamme, että valvonta jatkossakin on tiukkaa. No, mm, Yhdysvalloissa luonnollisesti täytyy toimia vastaavan lainsäädännön mukaisesti ja alaisuudessa. Sofi Intveld. Um, Kiitos. On mielenkiintoista kuunnella Facebookin kantoja, mutta on vähän outoa, että tässä kysytään tai, tai pyydetään ikään kuin Facebookia kunnioittamaan lakia, jossa nyt vain suinkin heille sopii. Minua oikein kovasti koskettaa teidän pyrkimyksenne turvata yksityisyyden suoja ja noudattaa lakia, mutta mitenkä se sitten käytännössä tapahtuu ja miksi kesti niin kauan ennen kuin tietosuojaviranomaiset alkoivat toimia tässä asiassa? Oli hyvä kuulla teidän sanovan, että nyt tästä eteenpäin toimitte myös proaktiivisesti. Ja niin kuin Roberta Metsola tässä sanoi, niin, niin minunkin mielestäni Facebook on oikein positiivinen saitti. Ei heitetä tässä nyt lasta pesuveden mukana, mutta Pitää muistaa, että Facebook on valtava voima nykyyhteiskunnassa. Eli onko teillä kapasiteettia tähän toimintaan? Entäpä yhteistyönne tietosuojaviranomaisten kanssa? Miten varmistatte, että näin ei käy uudestaan? Ja jos käy, joskus harvoin niin, että ilmenee, että Facebook ei otakaan yksityisyyden suojaa niin vakavasti kuin se väittää, niin mitä eurooppalainen laki voi tehdä? Miten voimme pakottaa Facebookin tähän? No niin, tämä kysymys oli varmaankin osoitettu Äh, Rova Jelinekille. Danke, Frau Abgeordnete, für die Frage. Kiitos äh, hyvä edustaja kysymyksestä. Kaikilla, äh, kaikki hallitukset ovat ennen tietosuoja-asetuksen voimaan astumista tukeneet ja auttaneet henkilökuntaa ja lisänneet sitä. Mutta kaikilla ei välttämättä kuitenkaan ole tarpeeksi henkilökuntaa tietenkään mutta oli miten oli, niin tällä hetkellä me kuitenkin olemme käynnistämässä tätä mekanismia niin, että tämä tietosuoja-asetuksen sisältö toteutuu. Eli meillä mekanismi on se, että on yksi vastuuviranomainen, joka laatii sen luonnoksen ja kaikki muut viranomaiset ja niillä on mahdollisuus sitten esittää näkemyksiään, lisäyksiään. Ja jos sitä ei oteta äh, huomioon, niin silloin tämä menee tietosuojan neuvoston käsiteltäväksi. Tätä mahdollisuutta ei aikaisemmin ole ollut. Ja tämä rajat ylittävä äh, yhteistyö yleisen tietosuoja-asetuksen pohjalta, niin sitä ei aikaisemmin ollut. Aikaisemmin oli tämä työryhmä 20, äh, artikla 29, ja ennen kuin tämä yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan, niin tämä työryhmä antoi jo paljon erilaisia suuntaviivoja ja ohjeistuksia. Toisaalta vuosikymmen ja sitä ennenkin tämä, on tehty, tämä työryhmä työsti erilaisia näkemyksiä ja, ja suosituksia, mutta todellisia sitovia päätöksiä voimme tehdä vasta nyt. Ja luonnollisesti me tutkimme asioita tarkkaan, emmekä me heti suoralta kädeltä voi ensimmäisiä rangaistuksia antaa, vaan me toimimme oikeusvaltion periaatteiden pohjalta ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että sen mukaan sitten mennään eteenpäin ja että kaikilla on oikeusturvamekanismi Euroopassa. Se on hyvin tärkeää ja sen yleinen tietosuoja-asetus kansalaisille tarjoaa, joten antakaa sille nyt mahdollisuus. Carlos Coelho, EPP. E Carlos Coelho, kansanpuolue. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minunkin kysymykseni on herra Satchafieldille. Facebookilla on enemmän amerikkalaisia kuin yhdysvaltalaisia käyttäjiä. Zuckerberg ilmoitti, että yleinen tietosuoja-asetus on inspiraatio hänen toiminnalleen maailmanlaajuisesti. Ja hän kuitenkin päätti eh, siirtää suuren osan käyttäjistä eh, Yhdysvaltain lainsäädännön alaisuuteen. Miksi hän näin teki? Mitkä ovat tämän muutoksen vaikutukset mielestänne? Ja miten voitte taata eurooppalaisille käyttäjille, että kunnioitatte yleistä tietosuoja-asetusta? Kiitos. Kiitos tästä kysymyksestä. Sanoisin taas, että samat asetukset, jotka ovat käytössä Euroopassa, pätevät myös muualla. Olemme kehittäneet näitä asetuksia nimenomaan tietosuoja-asetusta silmällä pitäen ja otamme ne huomioon kautta maailman. Toinen kysymyksenne koskee sitä, minkälaisia takeita voimme antaa eurooppalaisille käyttäjille siitä, että noudatamme lainsäädäntöä. Minä olen tässä sanomassa, että me noudatamme yleistä tietosuoja-asetusta. Työ on vaatinut monta vuotta, mutta tämä ei ilmeisesti riitä, että minä tämän totean meidän täytyy osoittaa, että me noudatamme lainsäädäntöä rakentamalla sellaisia välineitä, jotka ovat välttämättömiä lain noudattamiselle. Eli tämä mm, pääsy, saatavuus ja toisaalta siirrettävyys ovat oleellisia välineitä. Olemme halunneet varmistaa nämä oikeudet maailmanlaajuisesti. Luonnollisesti eh, tässäkin inspiraationa on ollut yleinen tietosuoja-asetus. Eli kaikki kaiken tiedon Facebookista voi saada, voi myös käyttää tätä siirrettävyysvälinettä ja ladata kaikki itseä koskevat tiedot. Tältä, mm, tästä, tältä alustalta voi vain tietyn määrän tietoa siirtää pois, mutta tämän tarkoituksena on nimenomaan se, että tiedot voidaan myös poistaa Facebookista ja sitten myös sovelluskehittäjät voivat käyttää näitä tiettyin ehdoin, tietyin rajoin. Eli meidän täytyy osoittaa kaikki tämä teoin, ei pelkin sanoin. Ja sitten varajäsenet ja toiset kysymykset. Mädi Delvo, SD, jurivaliokunta. Kiitos. Niin minun kysymykseni menee Rova Jelinekille. Mainitsitte, että että teillä on 29 rajat ylittävää tapausta. Se on ilmeisesti paljon. Noissa tutkimuksissa te ilmeisesti luotatte muihin, muiden maiden tietosuojaviranomaisiin. Miten tämä yhteistyö toimii? Ei ainoastaan henkilöstöresurssien puolesta, vaan myös ihan yleisasenteen puolesta. Herra De Hei tässä itse asiassa syytti Irlannin tietosuojaviranomaista siitä, että se ei ole oikein pystynyt takaamaan yksityisyyden suojaa. Miten te voitte työssänne käsitellä tällaisia eroavaisuuksia tietosuojaviranomaisten asenteiden välillä? Niin minulla oli toinenkin kysymys, jos saan sen kysyä. Onko verkon tietosuoja lainsäädäntö myös teidän toimivallassanne? Kiitos tästä kysymyksestä. Nimenomaan nämä erilaiset tietosuojavaltuutettujen näkökulmat eh, johtavat, johtavat siihen, että on tärkeää painottaa, että yksi kaikkein tärkeimpiä asioita on se, että saadaan aikaan tavallaan tiettyä konvergenssia, yhtenäisyyttä tässä neuvostossa. Onhan, on tärkeää, että me voimme ylittää tällaiset erilaiset näkökulmat ja päästä yhteiseen päätökseen. Ja tämä yhteinen päätös tehdään, mikäli parhaassa tilanteessa yksimielisesti, mutta kaksi kolmasosa enemmistöpäätöksellä ja mikäli tätä ei kahdessa kerrassa äh, saada äh, toteutettua, niin sitten äh, yksinkertainen enemmistö. Ja jos tulee sitten tasapeli, niin silloin puheenjohtajan ääni ratkaisee. Eli näin on päätetty tietosuoja-asetuksessakin. Mutta nykyisin ja myös aikaisemmin olemme tehneet hyvin paljon läheistä yhteistyötä kaikkien tietosuojavaltuutettujen kesken ja aikaisemmin meillä oli, olemme hyväksyneet hyvin paljon suosituksia ja ohjeistuksia, jotka tietosuojaneuvosto nyt on hyväksynyt. Ja minulla on kaikki luottamus, kaikkiin, täysi luottamus kaikkiin minun kollegoihini ja uskon, että me kaikki toimimme ja täytämme sen, mitä tietosuoja-asetuksessa sanotaan. Me olemme vastuussa siitä, että Euroopassa lakia hoidetaan samalla tavalla ja se sitoo meitä kaikkia. Me olemme sitoutuneet siihen kaikkiin. Jan Albrecht sitten vihreiden puolesta. Thank you very much. Kiitos. Tämä kysymys menee myös herra Satterfieldille. Sanoitte, että noudatatte lakia kaikissa toimintamaissanne. Voisin kuvitella, että tämän toiminnan takana on muitakin eettisiä ajatuksia, koska tietosuojalainsäädännön takana voi olla Euroopassa ja vaikka Kiinassa vähän erilaisia ajatuksia, mutta unohdetaan se. Euroopan unionissa on jo annettu oikeuden päätöksiä tietojen käytöstä eri verkkoalustoilla. Ja mietin, että millä oikeusperustalla te oikein toimitte, kun näitä tietoja annatte eteenpäin. Minua kiinnostaa se, miten te teette tämän legitimate interest-testin näissä tapauksissa, eli tällainen asianmukainen intressi, miten se oikein määritellään. te käsittelette henkilötietoja, ette välttämättä sovellusten kautta, mutta nettisivujen kautta, joille käyttäjä ohjataan, onko näillä dataseteillä jotain yksilöllisiä identifioivia tekijöitä. Kiitoksia, edustaja Albrecht. Tästä oikeusperustasta sanoisin, että tiedon prosessointiin, tiedon käsittelyyn ja sovellusten käsittelyyn, ne löytyvät meidän data policy ilmoituksestamme aivan selvästi. Puhuja ei käytä mikrofonia. Niin, käsittelemme dataa sovelluksissamme ja, ja eri alustoillamme täyttääksemme sen sopimuksen, jonka olemme tehneet käyttäjämme kanssa. Eli teemme sen, mitä laki vaatii. Meistä se on tämä legitimate interest-testin läpäiseminen. On olemassa ihan kunnollisia intressejä vaikkapa siinä, miten, miten tarjoamme näitä sovelluksia ja tietysti tieto, tietosuoja ja tietojen käsittely menevät tämän saman asian alle. Ja jos tunnistamme jonkin huonon toimijan, niin silloin voimme estää tämän toimijan pääsyn meidän palveluihimme. Tällä tavoin me toimimme. Emme käytä dataa esimerkiksi Facebookin ja WhatsAppin välillä parantaaksemme mainontaa Euroopassa. Käytämme sitä vain sisäisiin tarkoituksiin, muun muassa spämin estämiseen, analytiikkatarkoituksiin sisäisesti. Sitten kysyitte ei käyttäjien tietojen käsittelystä, kun kolmas osapuoli käyttää Facebookin välinettä, vaikkapa tykkään nappia tai analytiikkaa tai jotain muuta, ja henkilö käyttää sitten sitä sovellusta tai nettisivua, niin me saamme siitä ihan normaalin tiedon, ihan kuin mikä tahansa muu yritys, eli IP, IP-osoitteen evästeet, laitetiedot, kaikki tämä tieto tarvitaan, jotta voimme tarjota tiedot tälle asiakkaalle. IP-osoite tarvitaan, jotta, jotta sitä nettisivua pystyy ylipäänsä käyttämään. Eli kyllä tällaisia yksilöllisiä identifikaattoreita, tunnisteita käytetään mutta muutoin noiden tietojen hyödyntäminen on hyvin rajallista. Se tapahtuu, kuten jo sanoin, omien palveluidemme parantamiseksi ja sisäisiin tarkoituksiin. Um, next is Joseph. Seuraavaksi edustaja Voss. Te olette seuraavana listalla. Don't injure yourself. No älkää nyt vain loukatko itseänne. List. Okay, <laughs> Dontin listan voimassa ihan rauhallisesti vain edustaja Vos kansanpuolueen live-valiokunta. So, um, this now would be a question for... Tämä on se kysymys äh, herra Satefille. Minä aion käyttää Saksaa. Kysymys, joka minulla on, on ehkä tullut esille tässä jo ainakin kaksi kertaa. Kysymys on näistä valeuutisista ja niiden levittämisestä – mutta koskapa siihen nyt on enemmän tai vähemmän jo vastattu, niin mitä tulevaisuudessa täytyy tehdä tarkalleen? Ja mitä meidän pitäisi mahdollisesti parantaa niin, että tuollaiset äh, asiat, joita tapahtui, ei tapahtuisi uudelleen? Me tarvitsisimme ihan konkreettisia esityksiä näistä aukoista tai mahdollisuuksista, Eh, mitä me voisimme tehdä, jotta voisimme paremmin hoitaa tätä asiaa? Thank you for that question. Kiitos tästä kysymyksestä. Minä kuvailin jo näitä toimia, mitä me olemme tehneet valeuutisten parissa, mutta nähtävästi teidän kysymyksenne on hieman laajempi, mitä me voimme tehdä eh, yrityksenä, yhteiskuntana niin, että eh, voimme vähentää sitä, mitä kukaan ei netissä halua nähdä se, mitä me teemme, on se, että me haluaisimme enemmän koulutusta. Miten tunnistaa valeuutiset? Miten voisi kriittisesti arvioida paremmin uutisten lähdettä? ja että olisi enemmän äh, uutisia luotettavilta, esimerkiksi paikallisilta uutisten toimittajilta. Mutta me emme voi tehdä tätä yksin. Meidän täytyy saada ihmiset äh, ja kuluttajat äh, suhtautumaan kriittisemmin uutisiin. Tässä hallitukset voivat auttaa, kansalaisjärjestöt voivat auttaa, mutta tämä tulee vaatimaan hyvin paljon ponnisteluita eri järjestöiltä. Mutta ydin on se, että me koulutamme ihmisiä ja teemme heistä kriittisempiä uutisten kuluttajia. Okay, um, ähm, Joseph Weidenholzer. Edustaja Weidenholzer, SD, Libre-valiokunta, olkaa hyvä. Niin- Kiitos äh, Jelinekille. Facebook äh, hän käynnisti suuren äh, informaatiokampanjan pari viikkoa sitten siitä, että se aikoo noudattaa eurooppalaista tietosuoja-asetusta. Huomaatteko te tästä mitään vai onko tämä vain mainos? Toiseksi, minkälainen miten hyvin te näette sen, millä tavalla, yrityk- äh, millä tavalla jäsenvaltioissa täytäntöön pannaan tätä asetusta? Onko ongelmia tai onko jotain, jossa olisi esimerkkejä hyvistä käytänteistä? Ja kolmanneksi, miten suhtaudutte siihen, että millä tavalla voitaisiin äh, äh, vahvistaa kuluttajien oikeutta oikeudenkäynneissä. Aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä, eli joukkokanneoikeudesta. Se on mahdollisuus, joka, kansallis, joka on annettu kansallisvaltioille. Esimerkiksi Itävallassa parlamentti ei ole tätä käyttänyt, muissa valtioissa kylläkin. Mutta kuitenkin yksi mahdollisuus olisi kuitenkin, tämä olisi kuitenkin, että viedä eteenpäin ja paremmalla tavalla. Toisekseen hyviä käytänteitä. Yleinen tietosuoja-asetus on nyt ollut voimassa neljä viikkoa. Ja me olemme todenneet, että yhteistyö viranomaisten kesken on erinomaista. Meillä on oma IT-template, jonka kautta me voimme hyvin kommunikoida. Ja mitä tulee sitten täytäntöönpanoon kaikissa 28 jäsenvaltiossa, niin yksi asia on ihan selvä. Nimittäin se, että yleinen tietosuoja-asetus oli välittömästi käytettävissä ja sen vuoksi se ei tarvinnut luoda mitään tällaisia ohjauskeinoja tai asetuksia, muita ylimääräisiä ohjeita. Mutta toki sitä on täytynyt ehkäpä hieman sopeuttaa ja kansallista lainsäädäntöä sopeuttaa sen mukaiseksi. Ja sitten viimeinen kysymys, mikä se olikaan? Ah, mainos. mainos. Niin, että olihan se hieno nähdä, mutta mitä tällainen propaganda hyödyttää? No, minä alkupuheenvuorossani sanoin, että olisi parempi ensin investoida tietosuojaan sen sijaan, että jälkeenpäin mainostaa ja pyytää anteeksi. Ja toisekseen se olisi myös ollut kustannustehokkaampaa, koska siihen meni paljon rahaa. Ja luonnollisesti, luonnollisesti me otamme ponnistelut äh, äh, tosissamme, mutta riittävätkö ne, niin äh, se nähdään sitten tapauskohtaisesti. En voi tässä nyt etukäteen mitään tutkimuksia paljastaa koska käynnissä on juttuja juuri nyt esimerkiksi Facebookia vastaan, ja kyllähän te sen varmasti mediosta tiedätte. Thank you. Uh, Barbara Spinelli for GUE and Barbara Spinelli, GUE Live-valiokunta. World Community. Kun maailmanlaajuinen käyttäjäyhteisö on kaupallinen keksintö, joka ei vastaa sitä ajatusta, että ihmisillä on lukuisia oikeuksia henkilökohtaisesti. Kysymys kahdelle herrasmiehelle siellä paneelissa. Miten yksittäinen ihminen voi tietää, että hänen oikeuksiaan rikotaan ja hänen profiiliaan manipuloidaan? Ja toiseksi, yleinen tietosuoja asetus mahdollistaa joukkokanteet, vaikkakaan selkeää määritelmää tälle ei vielä ole. Edistystä tämä kuitenkin on. Yksi yksilötason toiminta on liian monimutkaista ja kallista. Tuomioistuin on kuitenkin rajoittanut oikeussuojakeinoja EUn lainsäädännössä ja todennut, että vain alkuperäiset sopimusosapuolet ovat kuluttajia. Tuomioistuimen täytyy oikeuskäytännössä tilanne korjata ja artikla 80 yleisessä tietosuoja-asetuksessa äh, on riittävä. Katsotteko, että näin todella on? Kiitos. Thank you for the question. Kiitos kysymyksestä. Miten yksilöt, yksittäiset ihmiset voivat tietää, että heidän oikeuksiaan rikotaan? Tämä ekojärjestelmä vaikuttaa niin, että toiminta on äärimmäisen monimutkaista. Myös yrityksille, jotka ovat mukana tässä liiketoiminnassa, tilanne on monimutkainen. Tietoa järjestetään niin, että myös muut kaupalliset toimijat voivat tätä tietoa käyttää. Jos pyytää vaikkapa omia tietojaan tiedonsaantipyynnön avulla, niin sitten tavallaan jo osa työstä on tehty joidenkin tahojen eh, eh, intressi on se, että, että ne järjestävät tietoja, mutta ikävä kyllä tämä ei nyt ole vielä yksittäisen käyttäjän etujen mukaista. Periaate, jonka pohjalta tässä toimitaan, pitäisi kyseenalaistaa ja omassa kirjallisessa puheenvuorossani esitän vaihtoehtoja, eh, mahdollisuuksia tälle. Tietosuoja viranomaisten pitäisi olla aktiivisia. Ja sitten artikla 80 ja joukkokanteet ja niin edelleen. Mielestäni ongelma on nyt se, että voittaja tavoittelemattomat yritykset joutuisivat toimimaan nyt ikään kuin testitapausten kautta. Jos on hyviä palveluja, joissa ihmisten tiedot voidaan hyvin organisoida ja on riittävästi kannustimia sille, että tällaisia palveluja on markkinoilla ja ne ovat käyttäjien etujen mukaisia, aivan aidosti niin, kuluttajien etujen mukaisia, niin sitten tällaisia palveluja todella syntyy. Sitten vaan täytyy ohjata ihmiset oikeaan osoitteeseen, jotta he löytävät nämä keinot. Minun näkemykseni on, että tietosuoja-asetuksen suhteen tulisi nyt odottaa ja katsoa, miten tilanne kehittyy. Ja meidän tulisi olla luovia yksilöinä. On valtavasti mahdollisuuksia, joita ei ole vielä lainkaan hyödynnetty. Kiitos kysymyksestänne. Kiitos. Sitten Liia Joraka, EPP. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. If I would just, uh, if I could... Kiitoksia. Niin haluaisin pyytää teitä esittelemään pari-kolme ehdotusta, joita tuotte esiin tässä kirjallisessa kommentissanne tai vastauksessanne tälle valiokunnalle. Niin, mietinpä tässä lasten oikeuksia, koska tilanne on aika erilainen, jos lasta manipuloidaan, eli mitä voitte tehdä alaikäisten käyttäjienne kohdalla? Meidän huolenaiheemme on se, että näemme, että eurooppalaisia lapsia manipuloidaan voimakkaasti. Tiedättekö tai oletteko nähnyt tämän tyyppistä manipulointia, jossa lapset olisivat kohteena tai, tai nuoret, jos jätetään pois laskuista nyt tämä vaaleihin kohdistunut manipulaatio. Lapset käyttävät ja nuoret käyttävät Facebookia ja tehän voitte seurata sitä, kenelle heidän tietonsa annetaan. Tätä, tätä pystyy Facebookissa seuraamaan ja tiedätte, kuka sai tämän lapsen tiedot. Voitteko seurata sitä, ketkä manipuloivat käyttäjien tietoja, ei välttämättä poliittisesti, vaan missä tahansa muussa tarkoituksessa. Minusta tämä on se pääongelma, joka käyttäjiä nyt kohtaa. Niin. Yes. Niin, oliko siinä kaksi kysymystä? Kyllä, pahoittelen. Niin no, se nyt on vähän sääntöjen vastaista. Piti olla vain yksi kysymys. Niin, eli halusitte herra de heiltä listan. Minä voin vastata ihan parissakymmenessä sekunnissa. Voimmeko joustaa tämän verran? Hyvä. Kiitos. Niin, eli ensimmäinen halpa, tehokas ratkaisu on se, että edistetään nyt tätä tietojen saatavuusoikeutta. Monet toimittajat kirjoittavat tästä ja käyttävät tätä oikeutta hyvin aktiivisesti digitaalitaloudessa ja he tarvitsevat tukea viranomaisilta. Silloin he tekisivät työnsä vielä, vielä paremmin, heidän palkkansa on jo, on jo maksettu. Se on ensimmäinen asia ja toinen asia on sitten se, että käykää läpi niitä datapointteja, jotka, jossa tietoa siirretään yhdestä sovelluksesta toiseen. Eli Facebook ei pysty erottamaan itseään Cambridge Analyticasta tässä koko skandaalissa. Eli tarvitaan toimittajia tutkimaan näitä datapointteja. Se olisi tärkeää. Sitten herra Satterfield. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ne ovat tärkeitä, kun puhutaan alaikäisten tietojen käytöstä mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien mainos, mainoskäyttö, niin aihe on vakava. Totta kai yleinen tietosuoja-asetus pureutuu voimakkaasti lasten ja nuorten tietoihin ja on keskusteltu paljon ikärajoista. Ja totta kai Facebook noudattaa niitä, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että yleisessä tietosuoja-asetuksessa edellytetään se, että näistä asioista pitää kertoa lapsille ja nuorille sillä tavalla, että he ymmärtävät asian ja siihen me olemme keskittyneet hyvin paljon. Eli varmistamme, että lapset ja nuoret ymmärtävät, minkälaisia riskejä heihin verkossa kohdistuu ja miten he voivat toimia verkossa turvallisesti. Ja aiemminkin jo sanoin, että koskaan ei ole liian aikaista alkaa kertoa näistä asioista lapsille ja nuorille, kuinka he voivat toimia kuluttajina turvallisesti verkossa. Nuorille pitää kertoa näistä asioista, heitä pitää opettaa hyvin aikaisessa vaiheessa, eli miten lukea uutisia verkossa, miten ajatella kriittisesti ja suhtautua kriittisesti heille esitettyyn tietoon ja Facebook panostaa kyllä varsin paljon tähän ja olemme tästä toiminnasta me ylpeitä. We have to stick to time now. Nyt täytyy pitää kiinni puheajoista, jotta pääsemme aloittamaan seuraavan osuuden. Nyt Birgit Sippel ITRE-valiokunnan nimissä tällä kertaa. Kiitos, äh, herra Sedefeld Juuri pari minuuttia sitten te vahvistitte, että Facebook ihan tietoisesti äh, lähti ähm, käyttämään tällaista appsia, joka lähettää tietoja kolmaselle osapuolille ja että tämä oli ok Facebookille, mutta tämä kolmas osapuoli rikkoi sääntöjä. Eli jälleen ihan tietoisesti te lähdette tällaiseen suhteeseen ja EU-lainsäädännön mukaan te olette valvoja, joten te olette oikeudellisesti vastuussa Joten jälleen kerran, miten te voitte selittää, että teidän käyttöksenne silloin oli EU-lainsäädännön mukaista? No olen ihan vakuuttunut, että se oli. Mutta selkeästi se tapa, millä tavalla me hoidimme Cambridge Analytican, minusta me noudatimme ja toimimme Euroopan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, mutta tiesin, että tästä keskustellaan paljon. Minä istun tässä nyt tänään sanomassa, että minä uskon, että me noudatimme lakia, niin, mutta ei tässä nyt ole kysymys mistään uskosta. Ei tämä ole mikään äh, uskonnollinen keskustelu. Antakaa jotain konkreettisia kohtia, joista te näette, että, että te noudatatte äh, sääntöjä, kun minä sanon, että te, äh, hän oli tässä se toimija ja teidän ei olisi pitänyt lähteä tuohon suhteeseen. No näin ta- retrospektiivisesti, niin me emme toimineet oikein ehkä Cambridge Analytican kanssa. Meidän olisi pitänyt ihmisten saada tietää se, että näitä tietoja oli Cambridge Analyticalle siirretty. Eli me rikoimme ihmisen, järkytimme ihmisten luottamusta ja tämä on asia, jonka todellakin tekisimme tänä päivänä toisella tavalla. Niin, tiukkaan sääntöjä tulkiten lisäkysymykset eivät ole sallittuja, mutta suoraan sanottuna tässä tilanteessa täytyy toimia inhimillisesti Kiitos, että huomioitte tämän seuraavaksi. Marko Zullo EFDD-ryhmästä IMKO-valiokunnasta, olkaa hyvä. Kiitos. Minä käännen äh, personal on edustajan puoleen. Facebook on sellainen järjestelmä, joka joko miellyttää tai ei, mutta se on äh, nykypäivää henkilötietoja täytyy suojella ja nyt täytyy keskustella tästä liiketoimintamallista ja myös kilpailukysymyksestä. Facebook on halunnut antaa käyttäjille välineitä, joilla he voivat valvoa omia tietojaan ja näitä välineitä sitten käytetään. Mutta edelleenkin tämä on suljettu järjestelmä Personaldata.ion edustaja totesi, että tarvittaisiin tietojen siirrettävyyden periaatetta. Tulisi siis avata tämä järjestelmä ja sitä kautta saisimme myös uuden ja avoimen järjestelmän säännöt. Voisiko se ehkäistä äh, ei-sopivaa käyttöä ja mennä näin ollen oikean suuntaan? Um, it's definitely a worthwhile idea. Tämä on varmasti sellainen ajatus, jota olisi syytä tutkia. Eli ovatpa tulokset olleet hyviä tai huonoja, niin avoimuutta on saatu aikaiseksi. Eli siirrettävyys periaateena olisi hyödyllinen. Hyvin vaikeaa on muuten tutkia näitä tapauksia. Kuluttajat, jotka esimerkiksi antavat tietoja nettisivulle, saisivat hieman tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia näillä tiedoilla on. Ja jatkossa sitten voi olla niin, että tietoja toimitetaan todella moniin kohteisiin ja silloin tiedon hallinna, hallinnasta tulee monimutkaista. Luonnollisesti syntyy myös kilpailuun liittyviä kysymyksiä, jotka ovat aivan uusia pohdintoja. myös sääntelylle ja avoimuudelle tarjoutuu uusia mahdollisuuksia, kun mukaan tulee enemmän toimijoita eikä pelkästään tietosuojaviranomaisia. Eh, haluamme, että tämä ekosysteemi todella toimii. Aivan konkreettinen esimerkki tästä. Yli 5000 yritystä eh, toimii eh, tällä alalla ja näillä yrityksillä on esimerkiksi kaikkien teidän profiilit. Heiltä näiltä yrityksiltä voitaisiin pyytää tietoja näistä profiileista ja minkälaisia seuraamuksia sitten kaikesta tästä tiedosta on. Mutta sitten nämä tiedot voitaisiin myös siirtää siirrettävyyden periaatteen mukaisesti muualle, jos tiedot ovat tietyllä sivustolla liiketoimintamallin mukaisia. Toki tämän säännön periaate on hyvä, mutta sen täytäntöönpano voisi olla monimutkaista. Sitten Barbara Kappel, ITRE ja ENF. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys Rouva Jelenekille koska te olette tietosuojaneuvostossa vastuussa siitä, että yleinen tietosuoja-asetus täytäntöön pannaan se on suuri haaste. Te sanoitte jo, että on 29 rajat ylittävää tapausta käsiteltävänä ja äh, että äh, puhuitte myös joukkokanteista, mikä on hyvin mielenkiintoista. Tämä on suuri äh, mahdollisuus saada aikaan globaali standardi. Te puhuitte myös siitä, että USAssakin ollaan jo valmiita puhumaan tällaista yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Ja me tiedämme, että myös Facebook on sitoutunut toteuttamaan yleistä tietosuoja-asetusta. Kysymys. Jos te näette rikkomuksia yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanossa Facebook, Facebookissa, niin lähdettekö te silloin oikeuteen? Ja onko te, oletteko te valmistelleet mitään konkreettisia askelia? Äh, danke für die Frage. Äh, es geht Kiitos äh, kysymyksestä. Tarkoitus ei ole suositella, mistään, äh, suositella mitään oikeudellisia toimia, jossa rikkomuksia on tapahtunut. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on kaiken näköisiä asioita, mitä me voimme tehdä. Siellä on äh, esivaroitus, varoitus ja sitten mahdollinen rangaistus. Ja rangaistuksen täytyy olla suhteellinen ja tehokas Joten kysymys ei ole suosituksesta, vaan kysymys on äh, lainsäädännön toteuttamisesta täytäntöönpanosta, kuten itsekin sanoitte. Eli kysymys on siitä, että asetusta käytetään yhteisellä yleisellä tavalla koko Euroopassa. Tämä on yksi asia. Toinen on sitten se, että globaali standardi äh, ja että Eurooppa näyttää tässä mallia on hyvin paljon kiinnostuneita Valtio äh, valtioita, jotka ovat siis kiinnostuneita yleistä tietosuoja-asetuksesta. Ei vain sen takia, että sitä on noudatettava, jos tekee bisnestä Euroopassa, vaan siksi, että sitä pidetään roolimallina, ei vain Euroopassa, vaan myös äh, tuolla merten takana. Eikä vain äh, lännessä, vaan myös idässä. Thank you very much. That brings us to the end. Kiitos. Näin ensimmäinen osuus kuulemisesta saadaan päätökseen. Haluan kiittää kaikkia puhujia, alustajia, jäseniä tästä osuudesta. Kiitos kärsivällisyydestä, ja menemme suoraan toiseen osuuteen. Mahdolliset vaikutukset ja vaarat, joita koituvat vaaliprosessille. Ja nyt AFKO-valiokunnan puheenjohtaja Danuta Hübner ryhtyy johtamaan puhetta. Panelisteina ovat Claire Bassett vaalikomissiosta yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Joel Kaplan Facebookista. He voivat nyt asettautua paikoille ja sen jälkeen voimme aloittaa. Very brief because, um, So colleagues, uh, please stay with us. No niin, hyvät kollegat, jääkä, jää, jääkääpä tähän toiseen hyvin tärkeään sessioon. Annan nyt puheenvuoron edustaja Hybnerille. Hän pitää lyhyen esittelypuheenvuoron AFKO-valiokunnan puolesta. Myös tuo valiokunta on hyvin kiinnostunut näistä vaaleihin liittyvistä asioista. Olkaa hyvä. A few words on... Tota, ihan muutaman sananen asioista, jotka ovat äh, hyvin tärkeä puitteisto myös tälle keskustelulle. Yksi liittyy Iso-Britannian vetäytymiseen unionista ja toinen äh, yhdeksänsiin europarlamenttivaaleihin, jotka järjestetään vuoden kulua tästä kuluttua tästä. Me odotamme tässä nyt tuloksia iso britannian tutkimuksia äh, ja toivomme, että tästä tehdään, vedetään johdopäätökset liittyen kansanäänestykseen Isossa Britanniassa, koska me tiedämme, kun pahoja asioita tapahtuu, niin meidän täytyy tietää tarkalleen, mitä tapahtui, eh, mikä ne aiheutti ja miten ne tapahtuivat. Tämä on ennaltaehkäisyä. Haluaisin myös sanoa, että mitä tulee Euroopan parlamenttivaaleihin ensi vuonna, me äänestämme ensi viikolla uusista säännöistä liittyen näihin vaaleihin. Ja tämä on ensimmäinen kerta 40 vuoteen. Ja haluaisin myös kertoa teille, että me tulemme näissä säännöissä äh, vaatimaan äh, sitä, että on enemmän laajemmin mahdollisuuksia äänestää esimerkiksi sähköisesti netin kautta ja me haluamme, että henkilötiedot ovat suojattuina niin, että ne kansalaiset, jotka äänestävät ja ne ehdokkaat, joita äänestetään, että heillä kaikilla on se tunne, että asiat ovat kunnossa. Sen lisäksi nämä säännöt, joita tullaan muuttamaan Eurooppa-vaalilainsäädännössä, ne, siinä tullaan muuttamaan näiden lakien formaattia, muotoa ja näistä tulee nyt äh, unionin asetus, eli ensimmäistä kertaa ne ovat äh, myös äh, oikeudellisen valvonnan kohteena Euroopan tuomioistuimessa. Ja tämä antaa kansalaisille paremman oikeudellisen turvan. Sitten hieman teknologioista. Ne ovat luonnollisesti siunas, mutta voivat olla myös kirous, kun on kysymys vaaleista, koska yhtäältä ne antavat mahdollisuuksia saavuttaa äänestäjäkunta, mutta toisaalta samanaikaisesti ne voivat myös avata oven henkilötietojen laittomalle käytölle ja vaihtojen vaihtoehtojen manipuloinnille. Ja tässä siihen meidän on puututtava. Joten toivon, että yleinen tietosuoja-asetus tuo kunnolliset oikeudelliset puitteet myös kansalaisille niin, että heidän oikeuksiaan suojellaan ja heidän henkilötietojaan suojellaan. Mutta me tiedämme, että jotta tämä olisi mahdollista, niin meidän täytyy parantaa tietoisuutta myös kansalaisten joukossa. Ja kansalaisten täytyy olla halukkaita myös ähm, noudat, käyttämään näitä, tätä asetusta. Ja haluaisin vielä lopuksi sanoa, että luonnollisesti meidän täytyy löytää soveliat keinot säätää äh, ja, ja katsoa, millä tavalla näitä analyysejä tehdään ja että kaikki, jotka osallistuvat näihin prosesseihin, niiden täytyy olla vastuullisia ja tämä todellakin vaatii globaaleja yhteisiä ponnisteluita. Asia ja ongelma on paljon isompi kuin Facebook ja Cambridge Analytica, ja tämä täytyy ratkaista maailmanlaajuisesti, koska huomenna se saattaa sitten ilmestyä jonkun toisen nimen alla, ja siihen meidän täytyy olla valmistautuneita. Kiitoksia, ja sitten ensimmäiselle puhujalle puheenvuoro. Hän puhuu yhden sellaisen maan puolesta, johon tällaista väitettyä vaikuttamista kohdistui Claire Bassett yhdistyneen kuningaskunnan vaalikomissiosta saa puheenvuoro. Olkaa hyvä. Very much, Chair, and thank you very much for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että sain kutsun tämänpäiväisen tilaisuuteen. Aluksi lyhyesti kertoisin, mikä vaalikomission rooli on yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun kyse on kansanäänestyksistä ja vaalimenettelyistä. kyse on tärkeästä kontekstista, kun ajatellaan meidän rooliamme niissä haasteista, haasteissa, joista nyt on kyse vuoden 2000 äh, kepellä luotu järjestely on riippumaton poliittisista puolueista ja huomioimme kaikki osa-alueet yhdistyneessä kuningaskunnassa vastaamme mm, hallinnosta silloin, kun kyse on vaalien järjestelystä ja kansanäänestyksistä. Ja tänään käsittelen sitä, miten olemme säännelleet kampanjointikuluja. Me olemme siis näin ollen mukana myös vaalirahoituksen hallinnoinnissa ja sääntelyssä. Parlamentti on äänestänyt poliittisen kampanjoinnin sääntelystä. On määritelty sääntöjä nimenomaan sille, miten kampanjaa voidaan rahoittaa. Halutaan tietää, mistä rahat tulevat ja miten niitä käytetään kampanjoinnissa pidämme myös poliittisten puolueiden ja kampanjan toteuttajien rekisteriä ja tähän rekisteriin on velvoitettu kaikki liittymään on syytä muistaa konteksti, jossa toimimme. Käyn lävitse muutaman seikan, jotka kontekstiin vaikuttavat. Poliittiset puolueet, jotka haluavat toimia, joutuvat liittymään tähän rekisteriin ja toimittamaan perustiedot. Sitten kampanjointisääntöihin eh, liittyy rajoituksia. Tietyn eh, kynnysarvon ylittävät eh, varat on ilmoitettava. Yli 10 000 puntaa käytettyään on myös ilmoitauduttava rekisteriin. Mm, lainojen ja äh, lahjoitusten määrälle ei ole ylärajaa, mutta äh, lähteet on kuitenkin määriteltävä sellaisiksi, että ne ovat sallittuja. Kyse on oltava puolueista, jotka on rekisteröity yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja näiden sääntöjen äh, rikkominen ja välttely on kiellettyä. Lähteitä ei saa salata. Kansanäänestyskampanjoinnissa täytyy myös ilmoittaa, ketkä ovat mukana esimerkiksi lahjoittajina. Kampanjakustannukset on rajattu ja ne on ilmoitettava. Parlamentti määrittelee säännöt ja 7 miljoonaa oli summa tässä EU-kansanäänestyksessä ja parlamenttivaaleissa käytössä on sellainen malli, joka mahdollistaa noin 19 miljoonan rajoituksen pääpuolueille ja myös yksittäisille jäsenille on määritelty kynnysarvo. Kuitenkin tapahtumien yhteydessä kesto vaihtelee huomattavasti ja se aiheuttaa meille haasteita. Kun kyse on parlamenttivaaleista, niin kyse oli vuoden kaudesta ja EU-vaaleissa kausi on vain 10 viikkoa. Kuusi kuukautta kampanjoille annetaan määräaika ja tiedot on välitettävä sitten muutamassa viikossa. Kaikki tahot, joita asia kiinnostaa, voivat perehtyä näihin tietoihin ja voimme myös vielä täydentää omia arvioitamme. Me emme voi puuttua kampanjoinnin sisältöön, mutta toki seuraamme kampanja-aktiviteettia ja valvomme sitä, että sääntöjä noudatetaan. Sitten puutumme, jos muut kuin rekisteröidyt kampanjoijat osallistuvat näihin kampanjoihin. Kehoitamme rekisteröitymään, jos näin ei toimita, niin kehoitamme päättämään tämän tyyppisen toiminnan. Kampanjoijien täytyy noudattaa kaikkia kauden sääntöjä. Huomioidaan rahoitus myös, joka on maksettu ennen tätä kautta. Sitten perehdymme myös todisteaineistoihin, esimerkiksi laskujen muodossa, mihin varat on käytetty. Sääntömme ovat pitkälti peräisin ennen digitaalista aikakautta. Digitaalisuus on muuttanut kampanjointitekniikkaa. Nyt toiminta on samaa, mutta paljon laajemmassa mittakaavassa ja helpommin toteutettavaa ja halvempaa. Esimerkiksi ihmisille, tietyllä kadulla asuville ihmisille voidaan lähettää lehtisiä, mutta tällä hetkellä voidaan to- toimia paljon sofistikoituneemmin, ottaen huomioon ihmisten mielenkiinnon kohteet. On oikein hyvä, että säätelemme kampanjointia kaikissa näissä tilaisuuksissa ja eri vaaleissa. Näillä säännöillä on ollut myönteinen vaikutus vaaleihin. Entistä useammat ovat mukana tässä julkisessa keskustelussa ja näihin tilaisuuksiin on onnist, osallistunut ennätysmäärä ihmisiä. Kuitenkin työmme on aivan oleellinen osa mm, onnistuneita vaaleja. Näin ollen olemme myös vastuullisia kampanjoinnista niin, että äänestäjät todella tietävät, kuka viestejä välittää. Meillä on tiukat säännöt, mutta niitä voitaisiin vielä parantaa ja niitä pitää parantaa, jotta voimme vastata edessä oleviin haasteisiin. Olemassa olevat säännöt esimerkiksi määrittävät, määrittelevät sitä, miten varoja käytetään kampanjassa, mutta mm, tarvitaan tiettyjä parannuksia vielä näihin sääntöihin. Vuodesta 2003 lähtien olemme vaatineet, että saamme tiedot myös digitaalisista kampanjoinnista painetun kampanjoinnin lisäksi. Ja tästä järjestämme myös kuulemista. Toiseksi haluaisimme parannusta myös raportointi kategorioihin. Tällä hetkellä kategoriat eivät ole enää ajanmukaisia, emme näe riittävän yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi digitaalisista kampanjoinneista. Tämä on yksi tämän hetken haasteitamme. Usein todetaan vain, että, että digitaalista konsultointia tapahtuu, mutta emme saa yksityiskohtaisia tietoja. Tällä hetkellä vaalityypistä riippuen kampanjointi vaihtelee. Me haluaisimme tietoja kaikista kampanjoinnissa mukana olevista henkilöistä ja sen sisällöstä. Esimerkiksi halutaan tietoa siitä, mistä mainokset tulevat. Nämä tiedot olisivat hyvin tärkeitä, jotta me voisimme todella valvoa, noudatetaanko sääntöjä. Ja näin saisimme myös avoimuutta äänestäjien suuntaan. Kyse on siis varsinaisista toimijoista, ei pelkästään konsulttiyrityksestä. Olemme saaneet tietosuojavaltuutetulta tietoja ja mm, vaalikomissio tukee myös tietosuojavaltuutetun tekemää työtä. Kyse on tiedonvaihdosta vaihdosta ja myös toinen toistemme toimivaltuuksien kunnioittamisesta. Vaalikomission tehtävä ei ole perehtyä, mihin tietoja on käytetty, vaan pikemminkin tietosuojavaltuutettu vastaa tästä me seuraamme sitä, miten varoja käytetään ja noudatetaanko olemassa olevia sääntöjä. On hyvin tärkeää, että teemme yhteistyötä. Jos meillä on oikeat tiedot käytössämme, niin sitten säännöt toimivat oikein. Rahan lähtö teille on tietyt säännöt, ei kuitenkaan sille, mihin niitä rahoja käytetään. Ne täytyy kuitenkin käyttää sääntöjen mukaisesti ja myös raportoinnin täytyy olla kunnossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että AgroIQ tai Cambridge Analytica ovat äh, lainsäädännön näkökulmasta aivan laillisia. Meillä ei ole äh, valtuuksia toimia yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella. Ulkoisten toimijoiden toimintamahdollisuuksia tulisi vaalien aikana rajoittaa näillä alustoilla, mutta Täytyy muistaa myös, että joidenkin toimijoiden tarkoitus on häiritä vaalien järjestämistä ja sen tulosta. Ja olemme tehneet myös turvallisuusviranomaisten kanssa yhteistyötä tämän ehkäisemiseksi. Haluamme lisätä myös suuren yleisön luottamusta vaalijärjestelmään. Teemme tutkimuksia digitaalista kampanjoinnista. Olemme myös saaneet raportointia vaalien jälkeisestä kaudesta ja sitten mitä on tapahtunut. Käymme vuoropuhelua eri tahojen kanssa ja huomenna julkaisemme raporttimme tilanteesta ja esittelemme, mitä muutoksia haluaisimme saada aikaan. Tästä tutkimuksesta saadaan siis ensimmäiset tulokset ja muutossuositukset. Haluamme tehostettuja valtuuksia vaalikomissiolle, jotta säännöistä pidetään kiinni ja on mahdollisuus määrätä myös pakotteita ja sanktioita. En nyt välttämättä ole keskittynyt varsinaiseen dataan, vaan pikemminkin olen kuvannut, missä kontekstissa toimimme. Kiitoksia. Seuraava puhuja on sitten Joe Kaplan, Facebookin johtaja, joka vastaa Global Policy-asioista. Olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää. Kiitoksia puheenjohtajille ja Euroopan parlamentille, että pääsin tänne tänään puhumaan. Tarkoitus on puhua asioista, jotka ovat tulleet päivävaloon viime kuukausina ja siitä, mitä Facebook suojaa vaaleja ympäri maailmaa. On kunnia olla tässä paneelissa yhdessä Rova Bassettin kanssa. Olemme työskennelleet yhteistyössä brittiviranomaisten kanssa monissa asioissa ja toivottavasti teemme niin jatkossakin. Haluaisin aloittaa korostamalla ja toistamalla sitä, mitä Mark Zuckerberg sanoi, kun oli täällä Brysselissä kuukausi sitten. Eli eurooppalaisten vaalien suojaaminen on Facebookille prioriteetti. Olemme sitoutuneet vaalien rehellisyyteen ja turvallisuuteen olivatpa ne maan sisäisiä vaaleja tai Euroopan parlamenttivaalit ensi toukokuussa. Facebookilla uskomme vahvasti, että Facebook voi olla hyvän puolesta toimiva voima ja uskomme, että kansalaiskeskustelu voi kukoistaa silloin, kun se on paikkansa pitävää ja aitoa. Euroopassa monet käyttävät alustaamme kertoakseen yleistä etua edistävistä asioista – ja ollakseen yhteydessä omiin hallituksiinsa. Monetkin teistä käyttävät meidän välineitämme vuoropuheluun suoraan äänestäjienne kanssa ja se ei olisi ollut vielä vuosikymmen sitten lainkaan mahdollista. Ja kuitenkin seura- edellisten puolentoista vuoden aikana on selvinnyt, että Facebookin alustaa voidaan käyttää väärin ja voidaan pyrkiä vääristelemään vaaliprosessia – vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentin vaalien aikaan avoimia verkkoalustoja alustoja käytettiin pelon levittämiseen, eh, ihmisten jakamiseen eri leireihin ja Facebook toimi liian hitaasti tämän uhan edessä. Keskityimme eh, phishingin ja haittaohjelmistojen eh, estämiseen emmekä tähän uudenlaiseen toimintaan. Voimme varmistaa, että tämän tyyppisiä hyökkäyksiä ei tapahdu tulevaisuudessa ja kannamme tämän vastuun hyvin vakavalla mielellä. Haluan vielä toistaa heti alussa äh, sen, mitä kollegani edellisessä paneelissa sanoi, eli että mitä Cambridge Analyticaan tulee, tämänhetkisten tietojen mukaan tohtori Hogan ei, ker ei jakanut muiden kuin yhdysvaltalaisten tietoja, ei siis eurooppalaisten tietoja Cambridge Analyticalle. Ja kuten kollegani sanoi, emme pysty todentamaan tätä ennen kuin Cambridge Analytican forensinen tilintarkastus valmistuu aikanaan brittiviranomaisten toimesta. Edellisten Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen olemme oppineet hyvin tärkeitä asioita ja olemme parantaneet toimintaamme. Olemme investoineet sekä henkilöstöön että teknologiaan, jotta varmistaisimme, että tällaiset hyökkäykset ovat vaikeampia toteuttaa. Ja meillä on käytössämme uusia välineitä, uusia lähestymistapoja – Euroopassa on ollut hiljattain vaaleja Saksassa, Ranskassa, Italiassa. Toimemme ovat keskittyneet viiteen eri asiaan, eli ulkomaalaisen vaikutuksen estämiseen, valettilien tunnistamiseen, valeuutisten leviämisen estämiseen, mainosten läpinäkyvyyden parantamiseen ja äänestäjien tietoisuuden kasvattamiseen. Ja haluaisin kertoa tästä hieman tarkemmin ja millaista edistystä olemme saavuttaneet. Ulkomaisen vaikutuksen estäminen. Todellisuus nykyään on sellaista, että vaaleihin kohdistuu monenlaisia uhkia ja turvatiimimme on tunnistanut uhaksi sen, että aina ennen vaaleja meidän täytyy työskennellä yhteistyössä turvallisuusviranomaisten kanssa, jotta tunnistetaan riskit, joita kuihinkin vaaleihin kohdistuu. Ja tähän työhön täytyy panostaa vielä lisää tulevaisuudessa. Tätä työtä olemme tehneet tänä vuonna ja henkilöstömäärä siinä kasvaa 10-20 000. Ja haluamme myös hyvin proaktiivisesti tarkastella sitä, minkälaista vaaleihin liittyvää toimintaa verkossa on, onko toiminta ulkomailta ohjattua ja minkälaista sen sisältö on. Tällainen proaktiivinen lähestymistapa mahdollistaa sen, että voimme toimia nopeammin ja sillä tavoin voimme estää tällaisten haitallisten meemien leviämisen verkossa. Kokeilimme tätä toimintoa pilottimielessä Alabaman osavaltiossa Yhdysvalloissa viime vuonna ja pystyimme tunnistamaan aiemmin tuntemattoman ryhmän tällaisia makedonialaisia poliittisia spämmäreitä, roskapostittajia, jotka toimivat vaalien alla ja tämä kattoi muun muassa myös Italian vaalit tänä keväänä. Ja toinen asia, johon keskitymme, on valettilien tunnistaminen. Uskoaksemme suurin osa näistä huonoista toimijoista Facebookissa piileskelee tällaisten valettilien suojissa ja siksi näiden tilien tunnistamiseen panostetaan ja blokkaamme, estämme miljoonia tällaisia valettilejä päivittäin ja pystymme tekemään tämän hyvin hyvin edistyneen koneoppimisen avulla ilman, että itse sisältöä tarvitsee arvioida. Kolmas alue, johon keskitymme, on se, että pyrimme estämään valeuutisten leviämisen. Tiedämme, että ihmiset haluavat nähdä oikeita aitoja uutisia Facebookissa ja samaan pyrimme myös me. Haluamme näyttää yhä vähemmän ja vähemmän tällaisia valeuutisia, valheellisia tarinoita. Niillä on yleensä jokin oma tavoitteensa ja yritämme estää muun muassa saitit, jotka usein aiemmin ovat syyllistyneet valeuutisten levittämiseen. Pyrimme rankaisemaan valeuutisia levittäviä tahoja ja klikkiotsikoita tekeviä tahoja, mutta me pysty tähän yksin. Me teemme yhteistyötä riippumattomien faktan tarkistajien kanssa ja muiden organisaatioiden kanssa. Kun tämä kolmansien osapuolien faktan tarkistusohjelma lanseerattiin viime vuonna, niin sen jälkeen sitä on jo levitetty moniin moniin muihin maihin ja tuo toiminta laajenee vielä tänä vuonna ja se tarkoittaa sitä, että Facebookin levittämien uutisten ja tarinoiden faktapohja pitää yhä paremmin ja nousee jopa 80 prosenttiin. Lisäksi keskitymme myös käyttäjien tiedon lisäämiseen. Levitämme tietoa muun muassa valeuutisten tunnistamisesta. Neljäs alue, josta halusin puhua, on sitoutumisemme mainonnan avoimuuteen. Me uskomme, että ihmisten pitäisi pystyä helposti ymmärtämään, miksi heille näytetään jokin mainos, keneltä se on peräisin ja mitä muita mainoksia tämä mainostaja näyttää muille ihmisille. Tämä pätee erityisesti poliittisiin mainoksiin. Olemme tehneet jo paljon toimia tässä asiassa viime kuukausina ja olemme rakentaneet uuden View Ads-toiminnon, eli näytä mainokset. Sillä pystyy näkemään jonkin tietyn mainostajan kaikki mainokset, minkälaisia mainoksia eri tahoille menee ja tällä pystytään kampanjoimaan huonoja mainoksia vastaan ja se lanseerataan Euroopassa ja maailmanlaajuisesti hyvin pian. Viides alue, jonka, jota halusin käsitellä, on kansalaisten sitoutumisen edistäminen. Facebook uskoo kansalaiskeskustelun kehittämiseen ja sen tärkeyteen ja olemme tehneet vaalilautakuntien kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, jotta vaalilautakunnat voivat sivistää ja, ja kouluttaa omia äänestäjiään. Me annamme megafonin vaalilautakunnille, jotta ne saisivat äänestäjiä vaaliuurnille äänestyspäivänä. Ja olemme olleet mukana auttamassa rekisteröimässä tuhansia tuhansia, ellei jopa miljoonia äänestäjiä eri maissa. Teemme yhteistyötä puolueettomien ryhmien kanssa, jotta ihmiset ymmärtäisivät, mistä äänestetään ja jotta he saisivat lisätietoa ehdokkaista ja vaaleista. Olimme mukana brittivaaleissa ja Ranskan vaaleissa. Kun klikkaa tiettyä kuvaketta, niin silloin saa tietoa eri puolueiden erilaisista näkö, näkökannoista eri aiheista. Tätä tietoa voi, voi hyödyntää, voivat hyödyntää ehdokkaat ja heidän henkilökuntansa ja myös äänestäjät. Priorisoimme vaalien rehellisyyttä Facebookilla, mutta tiedämme, että samaan aikaan emme pysty tähän yksin. Me haluamme tehdä yhteistyötä hallitusten tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tässä asiassa. Teemme yhteistyötä hallitusten kanssa, jotta ymmärtäisimme, minkälaisia uhkia kussakin maassa on. Ennen Saksan vaaleja viime kuussa teimme yhteistyötä Saksan liittovaltion äh, tietosuojaviranomaisten kanssa tunnistaaksemme näitä uhkia ja Italiassa teimme samoin äh, yhteistyötä Italian viranomaisten kanssa, jotta jotta italialaisilla olisi käytössään oikeanlaiset välineet näiden uhkien ehkäisemiseksi. Akikomin ja Etyin julkaisemien tietojen mukaan valeuutiset eivät olleet Italiassa vaalikampanjoinnissa mitenkään suuri ongelma. No sitten ulkopuoliset kumppanit muutama viikko sitten ilmoitimme, että teemme yhteistyötä Atlantic Council, Councilin kanssa. He tekevät yhteistyötä meidän turva- ja tuotetiimiemme kanssa – jotta voimme tunnistaa esiin nousevia uhkia ja, ja luoda tiedotuskampanjoita ympäri maailmaa. Ja tämä yhteistyö on hyvin vahvaa ympäri, ympäri maailman. Lopuksi huhtikuussa kerroimme uudesta aloitteesta komissiosta, joka tarjoaa riippumatonta tutkimustietoa sosiaalisesta mediasta. Tämä aloite mahdollistaa sen, että Facebook saa oman yhtiönsä ulkopuolista tietoa tutkijoiden tietoa, joka mahdollistaa tämän alan kehityksen entistä nopeammin. Vaaliongelmaa ei varmasti koskaan ratkaista. Uhkia tulee jatkuvasti uudenlaisia ja yhteiskunnan ja tämän toimialan täytyy kehittyä yhtä matkaa niiden kanssa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Emme voi vahvistaa ja varmistaa, että kaikkia uhkia saadaan poistettua, mutta meidän täytyy pysyä pysyä näiden uhkien kehittelijöiden edellä. Sen voimme tehdä yhteistyön, yhteistyön kautta, teemme yhteistyötä poliittisten toimijoiden ja muiden kanssa. Ja odotamme kovasti, että pääsemme rakentamaan tällaista yhteistyötä muun muassa Euroopan parlamentin kanssa tulevina kuukausina, jotta voimme suojella vaaleja tulevaisuudessa. Kiitoksia. Mennään sitten suoraan näihin minuutin kysymyksiin, eli minuutti kysymyksille ja kaksi minuuttia vastauksille. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Danuta Hybner e nimissä. Kiitos. Haluaisin kysyä Rova Bassetilta äh, hänen kokemuksiaan. Tämä tapaus, joka on tuonut meidät tänne, on saanut äh, myös paljon julkisuutta Euroopan laajuisesti. Kysymykseen teille kuuluukin. Onko tällä potentiaalia heikentää kansalaisten luottamusta myös digitalisoin, globalisaatioon, vai onko tällä lähinnä negatiivinen vaikutus kansalaisten osallistumiseen tulevaisuuden vaaleihin, vai eikö näin ole? En tiedä, tiedä että te ette tiedä, mutta no, minä ajattelin sanoa, että tämä on todella hyvä kysymys, mutta ensimmäinen asia, joka tästä kaikesta pitää nyt muistaa, on se, että voimme spekuloida, mitä ihmiset tekivät, mitä he eivät tehneet, mitä valeuutisia oli. Mutta mutta tämä linkki siinä välillä, että mitä tapahtui ja miten ihmiset päättivät, on vähemmän selvä. Meillä on jotain tutkimusta, mutta me riippumattomat tutkijat emme saa tällaista tietoa somesta, jotta voisimme ylipäätään tietää sen. Meidän täytyy olla hieman varovaisia siinä, että emme tavallaan aseta liikaa valtaa niiden ihmisten käsiin, jotka tekivät jotain, mitä heidän ei olisi pitänyt tehdä, vain olettamalla, että he tekivät niin. Yksi asia, mitä me komissiossa me olemme tehneet, on ollut tällaisia julkisen mielipiteen tutkimuksia eh, digitaaliseen kampanjointiin ylipäätään. Ja kyllä tästä ihmisten tietämys on vahvistunut ja ihmiset haluavat myös, että vaalikomissiolla olisi tässä vahvempi rooli. Mutta ihmisiä täytyy kouluttaa, heidän tietoisuuttaan täytyy kasvattaa ja tässä on kysymys monia muitakin asioita, ei vain vaaleista. Ja ihmiset ovat ryhtyneet miettimään myös kaikkea sen pohjalta, mitä ovat kuulleet ja mitä he näkevät. Minusta on hyvä, että ihmiset kyseenalaistavat enemmän sitä, mitä he, minkä eteen heidät asetetaan. Ja mitä sanoin jo puheenvuorossani, niin me olemme nähneet äh, äh, näitä luetteloita ja varsinkin äh, nuoret ihmiset ovat reagoineet tähän. Se on positiivista. Kiitoksia. Sitten minun kysymykseni SJD-ryhmän ja libe valiokunnan nimissä halusin kysyä estää Joel Kaplanille kysymyksen, eli miten Facebook käsittelee näitä Euroopan parlamentin huolenaiheita liittyen siihen, miten vaaleihin pyritään vaikuttamaan. Äskettäin julkaistiin raportti, että olette palkanneet paljon uutta henkilökuntaa selvittämään näitä disruptiivisia toimia ja kaikenlaisia skenaarioita. Kysyisin, että miten tämä vaikuttaa tähän väitettyyn vaikuttamiseen eri vaaleissa, vaikkapa brittikansanäänestykseen – tai väitettyyn venäläisten sekaantumiseen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Voitteko antaa tästä vähän sellaisen tilannekatsauksen? Eli miten nyt pystyy sitten puuttumaan tähän tilanteeseen? Kiitos puheenjohtaja. Erinomainen kysymys, joka menee asian ytimeen. Tämä artikla käsitteli niitä henkilöitä, jotka olemme nyt ottaneet mukaan tiimiimme he ovat asiantuntijoita. Haluamme varmistaa, että toimimme oikein vaalien yhteydessä kaikkialla maailmassa. Tätä resursseja meillä on oltava talon sisällä entistä enemmän, mutta meidän on tehtävä yhteistyötä läheisesti myös asiantuntijoiden kanssa siellä maassa, missä vaalit järjestetään. Eli resursseja käytetään esimerkiksi vaalikomissioiden kanssa tehtävän yhteistyöhön. Näin voimme ymmärtää, minkälaiset uhkat voisivat olla totta kyseisessä maassa. Vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä opimme paljon niistä välineistä, joita meillä on oltava käytössämme vaalien alla. Aina kun vaalit lähestyvät, niin kokoamme tiimin yrityksestä ja keskitymme kaikkiin niihin välineisiin, jotka jo mainitsin. Eli haluamme välttää ulkopuolista sitoutumista, valettilejä, haluamme valistaa ihmisiä valeuutisista, haluamme lisätä avoimuutta ja informoida äänestäjiä. Kaikki tämä on toteutettava jokaisten vaalien yhteydessä. Olemme saaneet kokemuksia Ranskan vaaleista. Silloin 30 Äh, valetilia ähm, lopetettiin ennen vaaleja ja Saksan vaalien yhteydessä olimme myös tietosuojaviranomaisten kanssa läheisessä yhteistyössä Italiassa puolestaan teimme kolmannen osapuolen ja faktan tarkastajien kanssa yhteistyötä valeuutisten torjumiseksi. Kaikki tämä on toteutettava äh, jokaisen vaaliyhteydessä ja tähän olemme myös sitoutuneet. E Sitten edustaja Tsehovski. HPP e nimissä. Pane předsedající, děkuji pane Kaplane <clears throat> za to, že jste dnes mezi... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta ja kiitos siitä, että vieraamme ovat tänään paikalla. Me odottimme herra Coachmania, mutta joudumme nyt tyytymään sitten teidän paikallaolonne, herra Kapman. Sanoitte, että Facebook on demokraattinen alusta tiedon vaihtoa varten. Miten voin luottaa sellaisen yritykseen, joka käyttää näin paljon aikaa ennen kuin se sulkee valettilejä, jotka esimerkiksi minun tapauksessani käyttävät minun tietojani, minun valokuviani niin, eh, mitä teette, jotta tällaiset tilanteet eivät pääsisi toistumaan? Ja sitten Cambridge Analytica on osoitettu, että Cambridge Analytica vaikutti vaaleihin monissa eurooppalaisissa valtioissa mukaan luettuna Tsekin tasavallassa. Kolleganne totesi, että näin olisi käynyt vain Yhdysvalloissa. Ja lopuksi, kun kävimme Facebookissa vieraisilla, niin kaikki puhuivat siitä, että te toimitte yrityksenä eh, yhteiskuntavastuun mukaisesti. Teettekö todella kaikkeen, jotta uskomme tämän viestin? Stick to time, thanks. Noudattakaapa puheaikaa, olkaa hyvä. For the questions, I'll, I'll try to hit all. Kiitos näistä kysymyksistä. Yritän vastata kaikkiin kolmiin. Ensinnäkin valettelit. Tämä on haastava ongelma, mutta olemme käyttäneet tähän aivan valtavasti teknologisia resursseja, jotta voisimme sen ratkaista. Olemme parantaneet tilannetta huomattavasti. Kollegani edellisessä paneelissa totesi, että poistamme tällä hetkellä miljoonia valettilejä, blokkaamme näitä tilejä miljoonittain ennen rekisteröintiä, ennen kuin kukaan edes niitä näkee. Viimeisellä neljänneksellä ilmoitimme, että yli 500 miljoonaa tiliä poistettiin ja suljettiin. Ryhdymme todella äh, drastisiin toimiin ja niin kuin sanoin, emme saa tätä ongelmaa koskaan täysin ratkaistuksi, koska vastustajamme ovat älykkäitä. Investointeja tarvitaan jatkossakin ja on kehitettävä uusia välineitä ja uutta teknologiaa tätä uhkaa vastaan. Siihen olemme sitoutuneet ja olemme myös tuplanneet henkilökunnan määrän tällä alalla. No sitten Cambridge Analytican vaikutus muihin vaaleihin Euroopassa. Voi vain toistaa sen, minkä jo sanoin ja minkä herra Satterfield sanoi edellisessä paneelissa. Tietojemme mukaan tohtori Kogan ei jakanut käyttäjien, eurooppalaisten käyttäjien tietoja Cambridge Analytican kanssa. Eli se, että Cambridge Analytica olisi vaikuttanut muihin vaaleihin, emme ole tästä saaneet näyttöä niin, että olisi epäasianmukaisesti eh, Facebookista saatu tietoja ja vaikutettu näin. Mutta tälle tarvitaan vielä eh, varmistus, koska vain Cambridge Analytica tietää, miten se on tässä täsmällisesti toiminut. Ja sitten kysymyksenne siitä, olemmeko yhteiskunta vastuunmukaisesti toimiva yritys. Tämä on pyrkimyksemme, aivan niin kuin Serfield totesi loppujen lopuksi. Sillä ei ole merkitystä, sanonko minä tai joku muu sitä, että olemme yhteiskuntavastuunmukaisesti toimiva yritys, vaan ihmiset, jotka käyttävät Facebookia, joutuvat itse toteamaan, toimimmeko me niin, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on ja puutummeko me väärinkäytökseen. Tähän me olemme sitoutuneet, mutta te sitten viime kädessä arvioitte onnistummeko tässä tehtävässä. Mer- Mercedes Presso, SND Afko. Minä olen täällä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin käsitellä tätä kysymystä. Eli sanoitte, että 500 miljoonaa valetiliä kolmessa kuukaudessa. Tämä on aivan valtava määrä. Ettekö katso, että oikeampi tapa olisi saada aikaiseksi todellinen digitaalinen identiteetti niin, että todella voitaisiin puuttua tilanteeseen. Esimerkiksi Virossa käytetään digitaalista henkilötodistusta ja näin varmistetaan, että henkilö on se, kuka väittää olevansa. Eli luotaisiin tällainen digitaalinen henkilöllisyys. Eikö se olisi yksinkertaisempi ratkaisu? Te totesitte, että 500 miljoonaa valettiliä on suljettu, mutta kuinka paljon sitten on sellaisia, jotka ovat menneet läpi, joita ei ole suljettu? Mikä on teidän arvionne? Miljoonia, ehkä vähemmän, jotka ovat päässeet tämän seulan läpi. Kiitos. Um, Kiitos. 500 miljoonaa oli se ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Se, mitä me olemme hiljattain tehneet osoittaaksemme sitoumustamme, on se, että annamme enemmän tietoa ja informaatiota siitä, kuinka paljon ja minkä tyyppisiä väärinkäytöksiä olemme identifioineet Facebookissa ja minkälaisiin toimiin olemme ryhtyneet. Ja me julkaisimme tämän viimeksi meidän vuosiraporttimme yhteydessä, eli 3,4 pros, no 3,4 prosenttia on valeuutisia. Tämä on suuri luku. Vale, valetilejä, tulkki korjaa Eli äh, me näemme tavallaan ihmisten käytöksestä, ihmistä, jotka rekisteröityvät käyttäjiksi, että nämä tilit ovat äh, valetilejä. Ja mitä tulee tällaiseen identi- sähköiseen identiteettiin kaikille, no ihmiset eri maissa ja politiikan päättäjät eri maissa ö, äh, ovat ehkäpä eri mieltä tämän haluttavuudesta. Aina on ö, ihmisiä, jotka suhtautuvat eri tavalla tietosuojaan ja ihmisten lisätietojen kerääminen voisi myös herättää huolta. Meidän täytyy puhua hallitusten kanssa siitä, mikä on oikea tapa tehdä. Jos meillä on tällainen epäilys siitä, että, että tili on tällainen valetili, niin silloin me panemme heidät talan jäähylle niin, että he antavat meille tietoa siitä, että kyseessä on oikea henkilö. Eli mieluummin vain näissä tilanteissa, joissa me epäilemme toiminnamme sen sijaan, että pyydämme kaikilta jonkinnäköistä virallista sähköistä ö, henkilötunnusta. Sitten Georgi Schöpflin, EPP Afko. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minua huolestuttaa kyllä se, mitä olen täällä kuullut Minua huolestuttaa digitalisaation rakenteelliset heikkoudet. Herra Kaplan sanoi, että ei tätä koskaan ihan täysin ratkaista. No onko sähköisellä äänestyksellä ja sähköisellä hallinnolla ylipäänsä mitään tulevaisuutta? Mitenkäs äh, tällainen aktiviteetti Unkarivaaleissa oliko sellaista? No sanoin, että ongelma ei koskaan ratkaista, mutta se on varmasti ihan, ihan oikea arvio siitä taistelusta, jota mikä tahansa oikeusviranomainen tai digitaalialan toimija käy rikollisia vastaan verkossa. Meillä on vastassamme ihmisiä, joilla on oikein hyvä rahoitus takanaan ja he kehittävät jatkuvasti omaa, jatkuvasti omaa teknologiaansa ja omia keinojaan tehdä tätä toimintaa. Ja Facebookin ja poliisi- ja oikeusviranomaisten täytyy kehittää omaa toimintaansa yhtä matkaa ja, ja vielä enemmän, jotta voimme pysyä askeleen edellä. Tähän toimintaan me panostamme todella paljon tällä hetkellä. Palkkaamme ihmisiä näihin rooleihin välttääksemme sen, että oma kannattavuutemme tässä kärsii. Se saattaa kärsiä tästä toiminnasta, mutta tämä, tällaisen, tällaisiin uhkiin vastaaminen on silti tärkeää tehdä. No, sähköinen hallinto. No Facebookilla ei sinänsä ole sen kanssa paljon tekemistä. Hallitusten täytyy itse päättää, pystyvätkö ne tarjoamaan riittävää tietoturvan tasoa, jotta hallintoa kannattaa suuressa määrin verkkoon viedä. Tarvitsemme lisää ihmisiä mukaan poliittiseen prosessiin ja lisää äänestäjiä, mutta se lopulta riippuu sitten siitä, luottavatko ihmiset tarjottuihin palveluihin. Sitten sitten Pedro Silva Pereira, SD ja AFKO. For Mr. Kaplan. Kiitos. Ähm, tämä on herra äh, Kaplanille. Äh, Cambridge-skandaalin jälkeen on ihan selvää, että te olette nähneet, että tässä äh, tapahtui suuri luottamuksen rikkomus ja teidän täytyy toimia tavallaan ennalta aktiivisemmin ja arvostamme teidän ponnisteluitanne, mutta kysymykseni kuuluu, oletteko te täysin tietoinen – siitä, miten massiivisesti teidän alustaanne käytetään ympäri maailmaa, jotta äh, levitetään valtavia äh, määriä väärää informaatiota ja sen lisäksi myös mustamaalataan äh, poliittisin tarkoitusperin. Ja jos te olette tästä kaikesta tietoinen, niin onko tämä todellakin kaikki, mitä te kykenette tekemään? Vai voitteko te todeta, että se mitä te teette ei yksinkertaisesti riitä ottaen huomioon tämän ongelman koon? Kiitos kysymyksestä. Me toki olemme tietoisia ja paremmin ja paremmin tietoisia viimeisen puolentoista vuoden aikana, minkälaisia uhkia tämä vaikuttaa esimerkiksi vaaleihin liittyen väärän informaation levittämiseen ja valeuutisiin netissä. Me olemme ottaneet tärkeitä askelia alkaen siitä, että olemme poistaneet nämä valetilit, joista puhuimme, jotka usein ovat vastuussa Facebookissa näistä valeuutisista. Olemme yrittäneet eliminoida myös nämä taloudelliset kannustimet, paljon sitä sisällöstä, jota me näemme tästä väärästä informaatiosta, jota levitetään Facebookissa, niin ihmiset olettavat, että sillä on poliittinen motiivi, koska sinne käsitellään poliittisia asioita, mutta useimmiten tässä on kysymys taloudellisista kysymyksistä, spammista. Aikaisemmin he lähettivät sähköpostia ja nyt he ovat siirtyneet uusille alustoille. Eli me yritämme ajaa heidät pois meidän alustaltamme, vaikkapa Googleen tai minkä tahansa. Me, mutta me olemme menestyneet tässä aika hyvin. Me olemme kykeneet myös vähentämään tällaista klikkiotsikointia ja luottaneet enemmän tämmöisiin äh, laajasti luotettaviin lähteisiin ja paikallisiin äh, lehdistöön. Ja sen lisäksi meillä on ympäri maailmaa äh, riippumattomia faktan tarkistajia, jotka kykenevät äh, sitten identifioimaan nämä väärät uutiset ja ilmoittavat se meille ja sitten me voimme puuttua siihen. Jotta me olemme todellakin ponnistelleet viimeisen vuoden puolentoista aikana 2016 USAn vaalien jälkeen. Me tiedämme, että meillä on hyvin paljon tehtävää. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä hallitusten, akatemikkojen, asiantuntijoiden kanssa. Ja äh, Ranska, Saksa, Italia, äh, suuret vaalit, me näemme, että me olemme kyenneet äh, toimillamme parantamaan tilaisuutta näissäkin vaaleissa. Ja toivon mukaan tämä tulee jatkossakin olemaan näin. Sitten Kaja Kallas, Alde ja Itre. Kiitos. Kiitoksia alkupuheenvuoroista. Puhutte siitä, miten pyritte tunnistamaan vaalimanipulaatiota ja siihen liittyviä ilmiöitä ja annoitte esimerkkejä Italiasta, Saksasta ja Ranskasta. Mutta Euroopassa on myös pieniä maita, pieniä kieliä. Minä edustan sellaista pientä maata. Meidän kielemme puhuja on vain noin miljoona, eli kysyisin, että Pyrittekö tunnistamaan myös näihin maihin kohdistuvat manipulaatiot vai ovatko nämä maat teille liian pieniä? Meilläkin on vaaleja, meillä on naapurivaltio, jota meidän vaalimme kiinnostavat kovasti ja kansamme kyllä käyttää Facebookia ja luottavat siihen. Miten vastaatte pienille maille ja kielille? Kiitoksia, tärkeä kysymys. Tiedämme, että Euroopan unionin Euroopan parlamenttivaalit ovat suuri haaste, koska 27 maata äänestää kerralla. Jo aiemmin niin toimien, toimet eivät itse asiassa kohdistu mihinkään kieliryhmään, eli nämä keinoäly, koneoppiminen, kaikki nämä toimenpiteet perustuvat tilin perustajan käytökseen ja toimintaan, eivät kieleen. Eli ne riippuvat siitä, miten me analysoimme tilin sisältöä, ei sitä, mitä, mitä kieltä, millaista kieltä siellä käytetään. Meidän ei tarvitse siis analysoida sisältöä, voimme vain katsoa, että minkälaista uutissisältöä siellä jaetaan, mihin sivustoille ohjataan liikennettä ja tällaisia välineitä siis käytämme. Meillä on myös PSA-välineitä, eli tällaisia julkisia julkisviranomaisten ilmoituksia, niitä voidaan julkaista eri maissa ja sitä voidaan tehdä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja tätä voidaan tehdä pienissä maissakin. Tällä tavoin pyrimme ihmisiä, pyrimme auttamaan ihmisiä ajattelemaan kriittisesti ja arvioimaan sisältöä. Anna Gomez, SND ja Libe. Bassett, have you... Niin, Rouva Bassett, oletteko nähnyt todisteita siitä, että Cambridge Analytica SCL ja siihen sidoksissa olevat yritykset olisivat puuttuneet vaaliprosessiin yhdistyneessä kuningaskunnassa ja kansanäänestyksen yhteydessä. Entäpä sitten Helen Partners ja muut isot toimijat, jotka tekevät hallituksen kanssa yhteistyötä, käsittelevät esimerkiksi viisumikysymyksiä ja kansalaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Minkälaisia toimia toteutatte, joilla varmistatte, että journalistit, joihin yritysten kanteet koskevat ja joille pyritään pelottelemaan toimittajia, eivät onnistu. Ja sitten kysymys herra Kaplanille. SCL, Cambridge Analytica, yhteistyö toteutuiko tämä sitten naiviuden, ahneuden, äh, rikostoveruuden takia vai miksi? Um, you, you got the abuse and she can get, take the question. Niin hän vastaa ja te saitte sitten nämä torut päällenne. uh, just to go back to what I said at the beginning. Palaan siihen mitä alkuun sanoin. Se, että Cambridge Analytica ja muut yritykset ovat kenties tarjonneet palveluksia vaalien yhteydessä, oli vaalilain mukaan täysin sallittua. Mutta me olemme tutkineet tilannetta laajemminkin. Ovatko kampanjaa toteuttaneet, raportoineet äh, äh, täsmällisesti tekemisistään? tutkimme myös sitä, äh, millä tavalla on annettu lahjoituksia, mutta ikävä kyllä tänään en voi mennä yksityiskohtiin. Tutkimukset ovat käynnissä mutta yksikkömme ovat todenneet, että keskusteluja on käyty, vaikkakaan niistä ei ole asianmukaisesti raportoitu. Tähän en voi juuri tämän enempää lisätä. No sitten toimet journalistia vastaan. Se ei kuulu meidän vaalikomissiomme toimivaltuuksiin kysymyksenä. Meidän tehtävämme, roolimme ei ole tutkia tai perehtyä suurten organisaatioiden käytökseen suhteessa journalisteihin ennen kaikkea silloin, kun kyse ei ole vaalimenettelystä. Meillä ei ole tähän resursseja, ikävä kyllä. Cool, Max Andersson, vihreät, AFKO-valiokunta. brexit äänestys, siinä oli tämä valtava muutos, 10 prosentin ero. Oliko tämä oikeudellista mutta tätä olemme kysyneet, mutta toistaiseksi on kieltäytynyt antamasta tätä tietoa iso britannian hallitukselle. Mutta näyttää siltä, että Facebook käytti vääriä profiileja, joiden kautta sitten pommitettiin propagandaa. Sitten vielä Facebookiin. Oletteko te valmis jakamaan tämän informaation, jonka te, joka teillä on jonka ryhdyttiin käyttämään kymmenen viikkoa ennen kansanäänestystä ja Väitättekö te, että te käytätte samaa avoimuutta tulevissa kampanjoissa sekä kuluttajia että ää, muita viranomaisten suuntaan? Eli kuka ää, näitä ostaa ja kehen ne kohdistetaan ja niin edelleen? Kiitos vastauksesta. Thanks for the question. Um, we have answered a tremendous number of me olemme vastanneet valtavaan määrään britti äh, parlamentaarisessa komiteassa. Me lähetimme henkilön, joka vastasi viisi tuntia äh, kysymyksiin ja olemme vastanneet useita kierroksia äh, erilaisiin kysymyksiin ja olemme yrittäneet tukea tätä parlamentaarista komiteaa kaikissa sen pyrkimyksissä, kun yritetään selvittää, mitä tapahtui Brexitin yhteydessä. Olemme samaa mieltä siinä, että avoimuudella liittyen mainoksiin on arvonsa ja yritämme nyt saada aikaan sellaisia välineitä, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden nähdä, keihin nämä mainokset on kohdistettu ja kuinka paljon rahaa siihen on käytetty. Tämä on otettu käyttöön USAssa ja toivomme, että voimme ottaa sen käyttöön Isossa Britanniassa tänä vuonna. Ja me tässä kehittelemme erilaisia sovelluksia tai välineitä, joka auttaa ihmisiä näkemään, kuka maksoi mainoksesta ja kelle se suunnattiin. Mitä tulee sitten kaikkeen tällaiseen takautuvaan informaatioon kaikista mainoksista, ja, ja ketkä osallistuivat siihen ja mihin ja yksityisiä kampanjoita, se ei ole mahdollista ilman ihmisten lupaa. Eli me emme voi tehdä ennen kuin me voimme kertoa ihmisille, kuinka me toimimme. Me olemme toimittaneet informaatiota kaikesta, joka liittyy joka liittyy näihin mainostamisiin ja esimerkiksi miten pitkälti Venäjä on liittynyt tähän. Me yritämme selvittää, miten paljon me nyt vaan kykenemme ja autamme tätä parlamentaarista komiteaa kaikessa. Mercedes SND. Grazie. Kiitos. Kysymys Rouva Bassettille. Sen jälkeen, kun Kuuletteko kysymykseni? Zork. Toimiko? Sen jälkeen kun havaittiin, että oli käytetty käyttäjäprofilointia Facebookissa poliittisessa tarkoitusperissä ja tämä tuli äh, Cambridge Analyticasta. Katsotteko, että vaali lainsäädännön tai muiden välineiden kautta olisi mahdollista ryhtyä valvomaan näitä käytäntöjä. Nehän ovat äärimmäisen vaarallisia. Kyse on ikään kuin susilaumasta, joka sitten hyökkää heikon uhrin kimppuun, sellaisten äh, äänestäjien kimppuun, jotka voidaan helposti manipuloida vaalien yhteydessä. Eli tämä on melkomoinen susilauma, joka hyökkää äänestäjän kimppuun. Näin on havaittu. Mitä katsotte, että voitaisiin tehdä vaalikampanjoinnin ja vaalilainsäädännön kautta? Uh, thank you. I mean, I think... Kiitos. Voimme tehdä paljonkin. Ensin pitäisi tunnustaa se, että mikään yksittäinen organisaatio, onpa kyse sitten hallituksesta tai säätelyviranomaisesta, voi yksin tilannetta ratkaista. Jos puutumme vain yhteen osaan, niin sitten ongelmat siirtyvät toisaalle ja ihmiset pyrkivät vaikuttamaan äänestäjiin toisilla tavoilla, eli on toimittava kaiken kattavasti. Hyvän säännöstön sääntelyn avain on se, että saamme kunnon tietoja. Nyt yleinen tietosuoja-asetus on muuttamassa tilannetta ja yhdistyneet, yhdistynyt kuningaskunta on toiminut tämän mukaisesti. Haluaisimme myös tehtyjä valtuuksia komissiolle niin, että voisimme vaatia tietoa myös kampanjan ulkopuolelta niin, että meillä olisi voimakkaammat valtuudet saada tietoa käyttöömme sitten voisimme myös estää tiettyä käytöstä, joka on lain vastaista ja sitten myös sakot voisivat olla tehokkaampia. Ei tässä ole mitään uutta ja kummallista, mutta minusta me tarvitsemme esimerkiksi sitä, että sosiaalisen median yritykset kantavat vastuunsa, raportoivat asianmukaisesti ja sitten niitä tulisi myös säännellä, jotta todella sääntöä noudatetaan ja sanktioita määrätään, jos sääntöjä ei ole noudatettu. Sitä, sen puolesta me vetoamme. Sitten Cornelia Ernst. Kuen ja Itran nimissä. Kiitos. Äh, minä tulen puhumaan Saksaa. Me olemme kuulleet tässä nyt äh, koko joukon, mitä kaikkea te olette tehneet Facebookissa ja oli erittäin mielenkiintoista kuulla myös se brittikollegaa. Ja kysymys kuuluukin, miten te teette eron yleisen tuotemainonnan ja poliittisen mainonnan välillä? Miten te toimitte siinä? Ja onhan olemassa vaalimainontaa, palaan tässä ajatellen esimerkiksi televisiota, jossa on tietynlaiset säännöt ja suhteellisuus sille, mitä vaalimainonta saa sisältää. Voisitteko te ajatella jotain vastaavaa? Ja siihen liittyy myös kysymys vaalimanipuloinnista. Siitähän puhutaan koko ajan. No, toki voi aina sanoa, että no, vaalimanipulaatio on ihan vaan feikkiuutisia. No, mutta kuitenkin, mitä vaalimanipulointi teidän mielestänne on? Mistä se alkaa? Miten te tunnistatte sen ja miten te toimitte sen parissa? Eli mitä se on? miten te ymmärrätte sen? Okei, valeuutiset, sen me tiedämme jo. No, tässä itse asiassa pari eri asiaa, jotka otitte esiin. Ensimmäinen kysymys oli se, miten erottaa toisistaan kaupallinen ja poliittinen mainonta ja miten eri tavalla niitä kohdellaan. Yksi asia, jota me olemme tehneet ja mainitsin sen alkupuheenvuorossani, oli se, että me olemme kehittäneet tämän äh, View Ad-välineet. Eli että nämä kaikki äh, mainokset yhtä aikaa ja se perustuu sille, että kaikkien täytyy voida nähdä kaikki ne mainokset, äh, joita mainostaja levittää. Yksi asia, mistä ihmiset ovat huolissaan somessa, on se, että tulee tällaisia mikro kohteita, tiettyjä osia väestöstä ilman, että muu, vaali, muut vaalikelpoiset tietävät, että tätä tapahtuu. Eli me haluamme, että jokainen voi tavallaan toimia tässä tällaisena poliittisena vahtikoirana ja tietää, mitä kukin poliittinen toimija mainostaa ja kuinka, missä päin maata tahansa. Ja uskomme, että tällä tavalla ihmiset kykenevät paljon paljon paremmalla tavalla pitämään poliittiset toimijat vastuullisina, kun nähdään, miten ne yrittävät kohdentaa mainontaansa eri väestön osiin. Ja me yleensä keskitymme sellaisiin asioihin, joita me näemme äh, esimerkiksi tällaiset klikkausotsikot, äh, valheet ja muuta. Me tarvitsemme tällaisia, että me voimme identifioida nämä ja ryhtyä toimiin ja äh, olemme äh, yrittäneet tunnistaa erilaiset esimerkiksi ulkomaalaiset äh, asian puuttumiset, manipuloinnit ynnä muut. Ja mm, seuraamme niitä ja katsomme heti, että yritetäänkö tässä johtaa ihmisiä harhaan ja ryhdymme silloin hyvin toimin heitä kohtaan. Seuraava EPPn puhuja ei ole paikalla, sitten Pedro Silva Pereira seuraavaksi ja CDFK. Kiitoksia herra Kaplanille kysymys. Mainitsitte joitakin näistä keinoista, joilla Facebookia voi väärinkäyttää poliittisiin tarkoituksiin, eli ulkomainen vaikuttaminen, valettilit, epärehelliset nettisivustot. Haluaisin kysyä muista keinoista, vähemmän hienostuneista keinoista, joita poliittisessa vaikuttamisessa on, eli vaikkapa roskapostin lähettäminen, mustamaalauskampanjat, kampanjat, ää, anonyymit kommentit eri nettisivustoilla. Voidaanko tähän ongelmaan puuttua ilman, että vaaditaan luotettavaa digitaalista tunnistautumista? Onko se teknisesti mahdollista lähitulevaisuudessa? Kiitos. Meillä on lukuisia eri tapoja siihen, miten pyrimme puuttumaan tämän disinformaation levittämiseen vaalikampanjoiden alla. Olen täällä jo luetellut nämä kerrat muutaman kerran, eli jahtamme näitä valettilejä. Yritämme poistaa kaikenlaiset rahalliset kannustimet tämän tyyppiseen toimintaan. Teemme kolmansien osapuolten faktantarkistajien kanssa yhteistyötä, jotka tarkistavat, ovatko väitteet totta vai eivät. Mielestämme Facebook ei sovellu tuomioistuimeksi tässä aiheessa ympäri maailmaa, eli me tarvitsemme näitä kolmansien osapuolten faktan tarkistajia, jotka tekevät tätä työtä ja me pyrimme sitten vähentämään tällaisen tiedon leviämistä. Me pyrimme vähentämään myös kaikenlaisen muun heikkolaatuisen tiedon leviämistä. Mainitsin näistä jo sensaatiohakuiset otsikot, klikkiotsikot emme usko sellaisten levittämiseen ihmisten uutisvirrassa. Yritämme edistää sitä, että jaetaan luotetuista lähteistä peräisin olevia uutisia. Sellaisia lähteitä siis, jotka, joita monet ihmiset pitävät luotettavina, vaikka paikallisuutiset tai, tai muut. Ne ovat sellaisia asioita, joita me voimme tehdä, mutta kuten te osoititte, tämä on se taistelu, jota meidän kaikkien pitää käydä jatkossakin hallinnoilla on tässä oma roolinsa, niiden täytyy kertoa tästä asiasta kansalaisilleen. Ja me teemme kyllä oman osamme vähentämällä tällaisen tiedon levittämistä ja samalla yritämme lisätä ihmisten tietämystä valeuutisista ja muista vaikuttamisyrityksistä ja miten he voivat olla kriittisiä kuluttajia. Jared Batten. Uh, Kiitos Claude. Kun ajatellaan kansanäänestystä, jos Remain olisi voittanut ja Hillary Clinton olisi voittanut, niin me emme olisi täällä. Kysymys ei olisi esillä, mutta näillä nyt mennään. Minulla olisi Claire Bassettille kysymys. Hän totesi, että komission roolina on valvoa sääntöjen noudattamista rahoituksen suhteen niin, että sääntöjä todella noudatetaan. Kansanäänestyskampanjoinnissa oli kaksi puolta, jotka ovat käyttäneet perinteisimpiä metodeja. Ensinnäkin hallitus käytti lähestulkoon 10 miljoonaa puntaa kirjaseen, joka jaettiin jokaiseen talouteen. Siinä kerrottiin vain argumentin toinen puoli, eli remain jäsenyyden edut. No, sitten lahjoitukset, rekisteröitiinkö niitä? No entäpä sitten ulkovaltojen puuttuminen tilanteeseen? Presidentti Obama vieraili Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja yritti suoraan vaikuttaa kansanäänestyksen lopputulokseen nimenomaan jäsenyyden puolesta. Kuinka monta miljoonaa dollaria käytettiin, rekisteröitiinkö ne avustuksina, lahjoituksina ja miten presidentti Obama olisi voinut olla sallittu lahjoittaja? Jos vastaan ensimmäiseen kysymykseen ensin, hallituksen kirjanen tehtiin ennen kuin tämä kymmenen viikon ajan jakso oli käynnissä, eli siitä ei tarvinnut raportoida. Sääntöjä käsiteltiin parlamentissa. Silloin nostimme esille, että pitäisikö olla pidempi kampanjakausi tutkittavana, joka olisi kattanut myös nämä aktiviteetit. Mutta kansanäänestyksen yhteydessä siis tämä mm, toiminto tapahtui kauden ulkopuolella. Me seurasimme kaikkia niitä toimia, joita kampanjakaudella toteutettiin mukaan luettuna tärkeät tapahtumat, joista aivan korrektisti kyllä raportoitiin. Thank you very much. Tämä oli Scott Cato. Kiitos Claude. Minäkin kysyn Claire Bassettilta kysymyksen. Ymmärsin, että teiltä on valmistunut raportti siihen, miten Leave ehkä laittomasti teki yhteistyötä eri tahojen kanssa ja että ihmiset voivat kommentoida omaa todistustaan tätä raporttia varten. Näihin lukeutuu muun muassa entinen ulkoministeri Boris Johnson ja muita ministerejä. Heidän kantansa olivat valtavan tärkeitä ja kun nyt tätä rahankäyttömandaattia kerran rikottiin, silläkin oli merkittävä vaikutus tässä kansanäänestyksessä. Voisiko tämä raportin saada julkiseksi ja mitä te, voi, te voitte tehdä näiden vuotojen suhteen, Tämä raportti pitää saada osaksi julkista keskustelua. Me tarvitsemme raportin käyttöömme ennen kuin Britannia jättää EUn. Niin selitin, että meillä on käytössä toimeenpanopolitiikka, joka sanelee tarkasti sen, miten näitä tutkimuksia tehdään, miten ne saatetaan päätökseen ja osana tuota prosessia, kun olemme siinä pisteessä, että voimme tehdä päätöksen Yksityiskohdat siitä kerrotaan asiankuuluville tahoille. 28 päivän kuluessa heillä on sitten mahdollisuus tehdä äh, korjauksia ennen kuin me teemme lopulliset johtopäätöksemme. Ja sitten meidän päätelmämme julkaistaan ja yksityiskohtaisempi tutkimusraportti tulee siinä samalla julkiseksi. Emme kommentoi meneillään olevia tutkimuksia. Se on vaalikomissiolta selvä linjanveto. Sillä tavoin vältämme sen, että emme joudu, joudu tällaisiin pitkällisiin keskusteluihin tutkimusten ollessa käynnissä. Tästä kyllä paljon keskustellaan. En tiedä, mistä kaikki argumentit ovat peräisin, mutta yritin kertoa tästä prosessista. Ja nyt tuo 28 päivän ajanjakso on menossa. Voinko minä käyttää tuon jäljellä olevan minuutin? I'm still in my time. So you said you... Niin minullahan on vielä aikaa, niin teillä ei ole valtaa tutkia Cambridge Analyticaa. No kellästä valtaa sitten on? Minkälaista valtaa te tarvitsisitte, jotta tällainen vaalivääristely voitaisiin ehkäistä tulevaisuudessa ulkomaisten tahojen toimissa? Minkälaista valtaa te tarvitsisitte, kuka sitä voi antaa? Tehän myönsitte, että teillä ei ole riittävää toimivaltaa. Niin kerroin, minkälaista toimivaltaa meillä on, missä menevät meidän to- toimintamme rajat ja tässä on muita viranomaisia, jotka toimivat tuossa teidän mainitsemassanne asiassa. Tänään on puhuttu paljon tietosuojasääntöjen rikkomisista ja niihin on tehty oma tutkimuksensa ja sekin on edelleen käynnissä. Kyse ei ole siitä, että, että vaalikomissiolla ei olisi toimivaltaa, vaan kyse on siitä, että eri viranomaiset tutkivat eri asioita, näitä hyvin vakavia syytöksiä. Ja me tutkimme sitä, mistä rahoitus on peräisin, mistä ne rahat äh, tulevat ja muuta, muita asioita en voi kommentoida. Kiitos. No niin, siinä sallittiin taas yksi lisäkysymys, vaikka niihin ei pitänyt tässä lähteä ollenkaan. Niin, no sääntöjen noudattaminen onkin ihan tylsää. No ainakin siinä tuli kysymys ja vastaus, se oli sentään parannus aiempaan. Kiitokset kovasti puhujille tässä paneelissa Joe Kaplan ja Claire Bassett. Kiitokset myös jäsenille kärsivällisyydestä ja sääntöjen noudattamisesta. Nyt mennään sitten suoraan kolmanteen sessioon. Siihen tulee vielä lisää jäseniä paikalle seuraavassa osuudessa. Niin se alkaa 18.15, jotta varmasti kaikki edustajat tehtivät paikalle. Meillä on siis aikaa hyvin lyhyen taukoon, jotta saamme paneelin kasaan tuohon viimeiseen sessioon. Sinne paikalle tulevat Max Schrems, Lord Richard Allen, Ursula Pahli ja Steve Purser. Ja Joseph Weidenholzer toimii puheenjohtajana. Kiitoksia Afkon puheenjohtajalle Danuta Hybnerille. Kiitoksia Danuta.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 Good afternoon and welcome you to the... Hyvää iltapäivää ja tervetuloa tähän kuulemisemme viimeiseen osioon tälle päivälle. Yhdessä ITRE-valiokunnan kanssa toivotan nyt tervetulleeksi sieltä kollegani Paul Rybichin. Hän saa ensin puheenvuoron kahdeksi minuutiksi. Ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, esittelisin tämän paneelin eh, Steve Purser Enisasta, Ursula Pachl, joka on pääjohtaja Boikista, Max Schrems, joka on eh, yksityinen aktivisti ja lakimies Itävallasta, ja sitten Lord Richard Allen, äh, Policy Solutions äh, varajohtaja Facebookista. Ja nyt äh, Paul, ole hyvä. Kiitos. Äh, kollegani Josef Weissenholzer on erittäin hyvä äh, aikataulun noudattaja, joten äh, yritän tässä nyt äh, olla tarkkana. Eli siis tulen ITRE-valiokunnasta ja edustan myös STOA. STOA on tutkimuksen tämä lainsäädännöllinen kumppani ja on erittäin tärkeää puheenjohtajana nähdä, millä tavalla luottamusvälineitä tai luottamuksen välineitä käytetään tähän mennessä meidän laitteemme tekevät enemmän tai vähemmän, mitä me haluamme niitä tekevän. Kysymykseni onkin, millä tavalla voimme vahvistaa kuluttajien valtaa voida taata oma identiteensä. Joten minkälaisia takeita me saamme meidän virtuaaliselle identiteetillemme, koska kuten me tiedämme, niin on hyvin helppoa väärentää henkilöllisyys. Ja jos joku väärentää minun identiteetti, niin kuinka minä voin omistaa omat tietoni ja kuinka minä voin poistaa nämä valeuutiset sosiaalisesta mediasta, niin että voin olla varma siitä, että minun omistan oman identiteettini ja omat toimeni ja et, että minä voin antaa luvan kolmannelle osapuolelle, joka haluaa käyttää minun identiteettiäni tai tietojani. Ja avatar, äh, avatarien kautta voidaan myös näitä kopioida. Ja millä tavalla Euroopan unionissa meillä voisi todellakin olla takuuta tästä virtuaalisesta identiteetistä? Our first speaker is now Mr. No niin, ja meidän ensimmäinen äh, puhujamme on äh, Steve Purser, olkaa hyvä. Good, uh, good evening. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltaa kaikille. Kiitos kutsusta käyttää tänään puheenvuoro. Pettymyksenkin uhalla me olemme tänään pikemminkin kuuntelemassa keskustelua. Kun olen kuunnellut tämän illan keskustelua tähän saakka, niin hämmästyttää kuinka äh, harvoista kysymyksistä täällä keskustellaan ja kuinka vähän on mukana työohjelmassa esityslistalla. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Suurin osa keskusteluista tänään on sellaisia aiheita, joissa Enisa ei ole lainkaan mukana. Tilannetta täytyy jatkossa muuttaa ja tämä on myös viesti niille, jotka päättävät siitä, mihin asioihin puututaan No muutama kommentti joka tapauksessa ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Lähdetään liikkeelle myönteisistä seikoista. Internet ja sosiaalinen media tarjoavat uusia mahdollisuuksia demokratian, vapauden ja EUn arvojen levittämiseen. Tätä ei pitäisi keskustelussa unohtaa. Pahin, mitä voisi tapahtua, on se, että ottaisimme käyttöön valvontaa, joka sitten jarruttaisi tätä myönteistä kehitystä, jota olemme nähneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sosiaalinen media on ollut tärkeässä roolissa arabikeväässä 2012 ja Ukrainassa 2014. Näissä tapauksissa viesti oli se, että sana on väkevämpi kuin miekka. Ja tämä on äärimmäisen hyödyllistä sen suhteen, mitä haluamme aikaansaada Euroopassa. Nyt on havaittavissa äh, se, että meillä on vanhoja uhkia ja sen lisäksi syntyy uusia uhkia, jotka ovat vieläkin pelottavampia äh, kuin äh, vanhat virushyökkäykset ja niin edelleen. Eli ennen kuin hyökkäys iski, niin silloin kyllä sen tiesi. Mutta nyt kun puhumme valeuutisista, henkilötietojen väärinkäytöstä, Pam Pam Dump äh, toimista, olette varmasti näistä kuulleet. Erona näiden toimien välillä on se, että nämä ovat äh, äh, hyvin hienovaraisia riskejä, eikä usein edes huomaa, että on joutunut tällaisen iskun kohteeksi. Tämä on todella äh, huomattava vaara digitaalisessa maailmassa, koska se uhkaa luottamusta. Digitaalinen maailma ilman luottamusta on sellainen maailma, joka ei kenties selviä lainkaan. Ja jos se selviää, niin kenties ei siinä muodossa, joka on hyödyllinen meille. Eli kyse on huomattavasta uhasta. Kun puhumme luottamuksesta, niin äh, luottamus yksin ei riitä. Toki se on tarpeellinen, mutta se ei yksin vielä riitä. Äh, tässä vaiheessa sitten mukaan tulee kyberturvallisuus ja Enisan rooli. Kyberturvallisuus tarkoittaa kaikkia niitä tekniikoita, joilla rajoitamme tiedon saantia tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Nämä periaatteet toki voivat vaihdella tapauskohtaisesti, kontekstikohtaisesti, ja sen takia turvallisuus onkin hyvin vaikeaa. Konteksti on äärimmäisen tärkeä turvallisuusmäärittelyssä, ja se on äärimmäisen vaikea toiminta-ala. Kyberturvallisuus voi myös rajoittaa sitä, miten tietoja käytetään, mutta huono uutinen on se, että kun data siirretään siitä järjestelmästä, jossa se on tarkoitus prosessoida, niin sitten oikeastaan ollaan tilanteessa game over. Sitten näille tiedoille voi oikeastaan tehdä ihan mitä tahansa. Ja tästä on kyse Cambridge Analytica-skandaalissa. Ja äh, näin käy Mm, tiedoillemme entistä useammin. Tämänhetkinen suurin ongelma on se, että kun kerätään ja jaetaan tietoa internetissä, niin sehän on hyvin laajalle levinnyt käytäntö. Sitä on lähestulkoon mahdotonta valvoa ja haastaa. Kun tiedot ovat verkossa, niin ne ovat siellä ja sen valvonta on äärimmäisen vaikeata yleinen tietosuoja-asetus ei mahdollista tietojen käsittelyä ilman suostumusta, mutta jos ei edes tiedä, mitä tiedolle tapahtuu, niin miten voi puuttua tilanteeseen? Se onkin ongelman ydinkysymys. No sitten turvallisuus. Turvallisuudessa kyse on kolmesta seikasta, ihmisistä, prosessista ja teknologiasta. Sanoisin yleisesti, että yksi aiemmista virheistä, joka edelleenkin toistuu, on se, että korostamme aivan liikaa teknologiaa. Tämän päivän keskusteluaiheet osoittavat, että kyse on prosesseista ja ihmisistä. Kyse on prosessin epäonnistumisesta. Yritys sai liikaa tietoa käyttääkseen, dataa käyttääkseen ja käytti tietoa väärin. Kyse on myös sääntöjen äh, rikkomisesta. Mitä hyötyä on säännöillä, jos niitä rikotaan ja jos niitä äh, sääntöjen noudattamista ei valvota? Tällaista elämä on. Kyse on suuresta, rikkaasta yrityksestä ja tilannetta on muutettava. Niin yksinkertaista se on. Tällä hetkellä täytyy siis muuttaa mahdollisuuksien ja riskien välistä tasapainoa. Kenties emme voi esineiden internetissä kaikkea valvoa, mutta tällä hetkellä tähän on kuitenkin pyrittävä, koska meillä on huolellisuusvelvoite. No sitten takaisin alkuun. Kyse ei ollut pelkästään äh, sääntöjen äh, rikkomisesta ja prosessin rikkomisesta, vaan luottamuksen rikkomisesta. Ja se voi olla kuoleman tuomioon verrattava seikka internetissä. Yleisen tietosuoja-asetuksen ala on hyvin kunnianhimoinen. Se on hyvin tärkeä asetus ja toivottavasti siitä tulee myös hyödyllistä lainsäädäntöä, eli siltä nyt näyttäisi. Me olemme luonnollisesti kuuntelumoodissa, kuuntelemme teitä, miten voisimme tukea vielä paremmin tämän tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoa. Ja toistan vielä sen viestin, että maailma muuttuu. Ongelmat, joita käsittelemme tällä hetkellä, mm, ovat eri ongelmia kuin ne, joita Enisa perustettiin käsittelemään, mutta ei se tarkoita, ettemmekö voisi niitä käsitellä. Luonnollisesti voimme. Äh, hacking, valeuutiset, digitaaliset identiteetit, väärinkäyttö ja niin edelleen. Nämä ovat kysymyksiä, joita Enisa voi käsitellä. Teillä on mahdollisuus muuttaa tilannetta. Haluatte toimia vaikutusvaltaisina toimijoina tällä alalla ja totean, että Enisan asetuksessa meillä on artikla 14, joka mahdollistaa EUn toimielimille jäsenvaltioille sen, että ne esittävät Enisalle erityispyyntöjä, erityistehtäviä. Käyttäkää tätä artiklaa. Kyse on hienosta mekanismista, jolla voidaan toimia lyhyellä, aika, äh, lyhyellä aikataululla ja saada tuloksia aikaan. Kiitos vielä kutsusta. Thanks to you and... Oikein paljon kiitoksia teille. Äh, seuraavaksi äh, meillä on Bachle, joka on Belgista, eli Euroopan kuluttajajärjestö. Olkaa hyvä. Evening. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltaa kaikki. Alkuun haluaisin todeta, että tämä skandaali Facebookin ja Cambridge Analytican ympärillä vaikuttaa merkittävällä tavalla kuluttajien luottamukseen. Tämä skandaali vaikuttaa kuluttajien luottamukseen Facebookia kohtaan, mutta myös luottamukseen koko tähän digitalouden arkkitehtuuriin. Ja tuo on se näkökulma, joka meidän tulisi nyt ottaa, kun tilannetta tarkastelemme tietojen vieminen eri alustalta toiselle on pääasiallinen tulonhankkimiskeino internetpohjaisessa liiketoiminnassa ja on ihan selvää, että tällaisia väärinkäytöksiä voi esiintyä kaikkialla internetissä. Eli kuluttaja, kuluttajien ja kuluttajien asioita ajajien, ajavien peruslähtökohta on se, että tarvitsemme lisää välineitä, joilla puuttua tähän asiaan, sillä yleensä sääntöjä ei varmastikaan noudateta. Luottamus on tässä tärkeää. Tarvitsemme anteeksi enemmän kunnollisia toimia. Perusoikeuksia me ei tällä hetkellä kunnioiteta. Tämä tuli selvästi ilmi Cambridge Analytica-skandaalissa. Kyse on laittomasta toiminnasta. Facebookin virallisen tiedonannon mukaan 2,7 miljoonaa eurooppalaista on joutunut tämän toiminnan kohteeksi ja olen yllättynyt tämänpäiväisistä kommenteista Facebookilta jossa sanottiin, että Cambridge Analytica ei levittänyt eurooppalaisten tietoja lainkaan. Minusta tämä kuulosti Volkswagenin tiedonannoilta, kun se ensin pyysi anteeksi ja sitten sanoi, että ei tässä mitään laitonta ole kuitenkaan tapahtunut. Eli nämä tapahtui ilman kuluttajien tietoa, nämä tiedonkerrot, ja sitten ne myytiin muille ja niitä käytettiin täysin eri tarkoitukseen kuin mihin ne alun perin oli kerätty. Ja puhumme tässä nyt Cambridge Analytican tapauksessa, mutta me tiedämme, että Tällä välin tänään Facebook on myös vahvistanut, että he ovat keskeyttäneet jo noin 200 sovelluksen käytön, jotka saattavat väärinkäyttää tietoja. Tämä on vain jäävuoren huippu, eli jos olet Facebookin käyttäjä, niin voit olla aika varma, että sinun tietoisi on väärinkäytetty jossain vaiheessa jonkun toimesta. Ja vaikka Facebook-käyttäjä olisikaan, niin tietoihisi on varmasti vaikutettu. Eli Facebook on huolimattomasti antanut pääsyn kolmansille osapuolille käyttäjätietoihin ja kun kävi ilmi, että joku saattaisi väärinkäyttää noita tietoja, Facebook ei ryhtynyt toimiin tilanteen korjaamiseksi. Yrityksen vastaus tähän asti on kaikkea muuta kuin tyydyttävä. On te- pyydetty anteeksi ja tehty jotakin kosmeettisia muutoksia foorumilla. Olemme tehneet joitakin muutoksia Facebookin yksityisyyspolitiikassa, jotka saattavat olla vastauksia tähän skandaaliin, mutta Euroopassa ne olivat oikeastaan vain muutoksia liittyivät yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamiseen. Ja me olemme hyvin huolissamme Facebookin nykyisen yksityisyyden suojan suhteen, että noudattaako se yleistä tietosuoja-asetusta. Me emme tarvitse pelkästään kosmeettisia muutoksia, vaan todellisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat Facebookin todelliseen liiketoimintamalliin ja alustan eh, ilmeeseen. Ja tämä koskee myös eh, ydintoiminta-aluetta ja internetin uudistamista. Niin kauan kuin kaupallinen valvonta ja eh, kaupallisuuteen perustuva mainonta on digitaalisen talouden pohjaan, on hyvin vaikea luottaa näihin näihin yrityksiin, koska eh, on aivan selvä eturistiriita. Mitä kuluttajat ajattelevat tästä? Meidän jäsenemme Witch yhdistyneessä kuningaskunnassa teki mielenkiintoisen tutkimuksen kuluttajatiedon tulevaisuudesta ja me eh, näimme, että ihmiset ovat epävarmoja siitä, millainen vaikutus näiden tietojen käytöllä eh, on ja onko mahdollista vaikuttaa näihin kielteisiin käytänteisiin. He tuntuvat olonsa erityisen voimattomaksi, koska heidän oma toimintansa saattaa vahingossa aiheuttaa haittaa. Ja tutkimukset osoittavat, että tällaisissa tilanteissa kuluttajat vain antavat periksi. Ihmisillä on paljon kysymyksiä, mutta he silti käyttävät Facebookia. Monet sanovat, että enpä välitä. Mutta meidän mielestämme syy ei ole se, että että he eivät välittäisi, vaan luovuttaminen ja vaihtoehtojen puute. Ei ole mitään vaihtoehtoja Facebookille markkinoilla tällä hetkellä. Tietenkin mm, tämä skandaali on myös avannut silmät kuluttajilta ja se on hyvä asia. Yksi yllättävä asia tässä keskustelussa on se, että Cambridge Analytica ja Facebook-skandaalissa hyvin vähän huomiota on annettu sille asialle, kuinka paljon haittaa kuluttajat ovat kärsineet. Heidän tietojaanhan tässä on myyty ja eh, he ovat eniten haittaa kärsineet. Ja siksi tänä päivänä belgialaiset, italialaiset, espanjalaiset ja portugalilaiset jäsenet, kuluttajansuojajärjestöt näissä maissa, Testa, Asha, Consumo ja Condeco, ovat eh, käynnistäneet ryhmäkanteen tänään Facebookia vastaan. Tänä päivänä se on ollut pelkästään, tapahtunut pelkästään Belgiassa, mutta muut tulevat seuraavaan ähm, lähipäivinä. Ja äh, Belgiassa jo 20 000 ihmistä ovat allekirjoittaneet ryhmäkanteen. He pyytävät korvausta ei vain niille, joita tämä Cambridge Analytica-skandaali koskee, vaan he ovat pyytäneet, että eh, voivat edustaa kaikkia Facebookin edustajia näistä syistä, jotka juuri eh, nostin esiin. Kyberturvallisuus on asia, joka kovasti nousee eh, esiin. Tietojen täytyy olla turvallisia niihin ei saa puuttua eikä palveluun voi luottaa, jos se ei ole turvallinen. Me emme kuitenkaan saa unohtaa sitä, että Facebookin ja Cambridge Analytican kysymyksessä ei ollut kyse kyberturvallisuudesta, vaan siitä, että Facebook avasi ovensa kolmansille osapuolille, jotta ne saisivat hyödyntää sen keräämiä tietoja. Millaisia velvoitteita meillä on sitten turvallisuuden takaamiseksi. Ensin haluaisin sanoa, että se mitä me tiedämme kuluttajan äh, tutkimuksista on se, että kun puhutaan kuluttajien luovuttamisesta, se koskee myös turvallisuusrikkeitä. Tutkimuksemme osoittavat, että kuluttajat eivät tiedä, mitä näille äh, varastetuille tiedolle tehdään ja mitään apua yrityksiltä tai hallituksilta ei ole, tai voisivat saada selville, äh, onko heidän tietojaan varastettu tai mahdollisesti myyty tai ovatko ne julkisesti saatavilla. Eli kun tiedot on äh, levitetty, niin ne on levitetty eikä kukaan tiedä, mitä niille on tapahtunut Kuluttajat ovat todella yksin tällaisessa tilanteessa. Samanaikaisesti tiedämme, että tähän liittyviä tuotteita tulee olemaan kotitalouksissamme hyvin pian. Ne voivat, eivät vain vakoilla meitä, vaan ne voidaan hakkeroida myös helposti. Ja valitettavasti komissio nyt todella hukkasi mahdollisuuden sopia sitovasta lainsäädännöstä. Tämä Kyberturvallisuussäädös ehdottaa vain vapaaehtoisia toimenpiteitä, eikä sanota, että pitäisi olla pakollista turvallisuutta tällaisissa laitteissa suunniteltuna. Tämä on valitettavaa, koska me emme voi luottaa pelkästään itsesääntelyyn ja näiden yritysten hyvään tahtoon. Me tarvitsemme vahvaa lainsäädäntöä, joten ähm, nyt johtopäätökseni haluaisin muutaman sanan sanoa. Ensinnäkin kuluttajat tarvitsevat lisätukea, jotta ne voivat ähm, uudelleen tasapainottaa äh, vallan, joka koskee heidän tietojaan. Meillä on yleinen tietosuoja-asetus, mutta me tarvitsemme lisää toimenpiteitä. Yleinen tietosuoja-asetus tulee varmasti hyödyntää yllättämään meitä, mutta on pantava myös täytäntöön. Ja palaan siihen, mitä täällä sanottiin johdonmukaisuudesta, koska me tarvitsemme eurooppalaisia vastauksia näille suurille yrityksille ja niiden rikkomuksille, joita tapahtuvat maailmanlaajuisesti. Facebookin tapauksessa meidän ei pidä katsoa vain Cambridge Analytica-skandaalia, vaan meidän täytyy käynnistää laaja tutkimus joka koskee myös Facebookin tämänhetkisiä yksityisyyskäytäntöjä. Voitaisiin myös katsoa, että noudattavatko he yleistä tietosuoja-asetusta. Euroopan komission pitäisi tehdä markkinatutkimus digitaalisen mainonnan markkinoista. Olemme tehneet tämän pyynnön jo sen. Olemme esittäneet yhteydessä väärin uutisiin, mutta meidän tietomme ei mennyt läpi. Haluaisin mainita, että meillä on ehdotus joukkokanteesta äh, tämä uusi kuluttajien sopimus pöydälle ja pyytäisimme, että tuette sitä. Ja sitten ihan viimeinen asia. Tarvitsemme vahvempia toimenpiteitä, jotta voimme varmistaa alustajien vastuullisuuden, kun on kyse kolmansien osapuolten pääsystä tietoihin. Facebookilla ei ollut mitään äh, menettelyä, jonka avulla se olisi voinut valvoa tietojen käyttöä. Äh, se saattaa sanoa, että heillä on nyt tämä tietosuojakäytäntö, mutta Cambridgeilla oli joku toinen. Ja viimeinen asia on se, että kuluttajasuojajärjestöt tulevat valituksiin ja oikeuskantein asiaan puuttumaan, mutta tarvitsemme joukokannetta Euroopan unionissa ja tarvitsemme myös vahvaa kansalaisyhteiskuntaa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja näin ei valitettavasti tällä hetkellä ole. Kiitoksia. Next speaker now is Max Schrems. Seuraava puhuja on Marx Schrems. I... Kiitoksia kutsusta. Täytyy sanoa, että odotin tätä kutsua jo kovasti. On nyt aika, että Euroopan parlamentti tästä tai käsitellä, jos puhumme seurauksista, niin meillä on ongelma, luottamusongelma Facebookit, Facebookin kohdalla viranomaisiin ja digitalisaatioon, jos asiat eivät suju oikealla tavalla. Syy, miksi odotin tätä tilaisuutta niin kovasti, johtuu siitä, että me tiesimme tästä kaikesta jo 2011. Kävimme tämän kaiken läpi ja on erittäin kiinnostavaa, että on tässä mukana paneelissa, Alan on mukana, koska hän keskusteli näistä kysymyksistä, käsitteli näitä apps-kysymyksiä. Seitsemän tuntia henkilökohtaisesti että osallistui viin, kokoukseen Viinissä. Nyt, että tästä keskustellaan hiukan absurdiakin. Jos seitsemän vuotta tämän jälkeen lopultakin huomaamme, että tässä on nyt ollut joku ongelma, niin mietin kyllä, kuka tässä näin kauan nukkui, ehkä joku Facebookissa ja viranomaiset myös. Ja sitten jos autan, käyn tätä asiaa läpi, niin yritän nyt selittää, mitä oikeastaan tapahtui siis on Facebook, he lähettävät dataa Facebook Irlannista, Aftin, joka löytyi UKosta. Tämä liittyy yleisen tietosuoja-asetuksen ja kysymys kuuluu, oliko tällainen toiminta edes laillista. Silloin tehtiin valitus 2011, Minä toin sen mukana, niin siinä on kolme sivua ja sanotaan, että teillä ei ollut suostumusta eikä Facebook mitenkään voinut kontrolloida, mitä tiedolla tapahtui. Nämä kaksi asiaa, jotka sitten myöhemmin olivat juuri tässä ongelmana, ja se osoittautui myöhemmin näin, on aivan niin, että minä en itsekään tiennyt tätä viittä vuotta aikaisemmin, mutta kyllä tämä oli ongelma. Silloin aikanaan oli 20 miljoonaa äh, tapausta Facebookin kohdalla, kun se oli yhdestä appista, eivät käyttäneet eurooppalaisia tietoja. Se on ihan väärin. 27 miljoonaa asennusta tapahtui päivittäin jos me ohjelmoimme ätin ja sitten 25 tietoyhdistelmää sain Facebookista, niin löytyvät tietokoneesta, niin olisin voinut tehdä jotakin muutakin, mutta kukaan ei koskaan kysynyt minulta, mitä tein datalle. Olisin voinut myydä nämä tiedot jollakin, kukaan ei olisi koskaan keksinyt. Ja nyt huomioon, että on yksi appi, mutta ehkä on tuhansia muitakin sovelluksia, jotka hoitivat asian samalla tavalla tai toimivat samalla tavalla, joten me oikeastaan etenemme tässä asiassa. Tämä liittyy artiklin 6, 70, 17, 25 direktiivissä. Kaikki on tänne listattu. Kaiken tämän seurausta oli, että saimme tarkastusraportin 2011 siellä oli muutama sivu näitä appeja ja Iranin tietosuoja viranomainen ei päättänyt näistä artikloista, mutta he esittivät suosituksia, että saisi mukavamman yksityispolitiikan esimerkiksi tarkastivat sen, että yhteydet yksityisyyspolitiikkaan asiassa olivat äh, sellaisia, mitkä eivät vienyt yhtään mihinkään tyhjälle sivulle, vain tällainen suositus aikanaan esitetty, mutta koskaan eivät miettineet juridista pohjaa tällaiselle toiminnalle. Ei mitään varsinaista laista, josta johon tässä viitataan. Itse asiassa Facebook totesi, että he luottavat tähän sopimukseen, että vuodesta 2011 tehtiin näitä tarkistuksia, mutta ne eivät äh, toimineet Cambridge Analytican kohdalla ja oikeastaan jaetaan dataa ilman, että saadaan suostumusta, joka liittyy heidän alustansa sosiaaliseen ulottuvuuteen hienoa uusi kielenkäyttöä. Aikanaan BBC totesi, että Facebook oli parantunut huomattavasti toimintaansa ja yksityispolitiikka korjataan, eivätkä he ole sitä mieltä, että jos no, tukeudutaan sovellutuksiin, se riittää. Joten tietosuoja viranomainen sanoi, että olisi sitä mieltä, että näitä tietoja voidaan jakaa jonkun toisen kanssa 2011. Sitten me kokoustimme silloin Richard Allenin kanssa ja on tällainen pöytäkirjakin tästä kokouksesta olemassa ja silloin Richard, joka on lähtenyt sen millä takaisin, takaisin, mainitsi, että he ovat sitä mieltä, että on yleinen luottamus. Jos käyttää Facebookia, suostuu siihen, että joku toinen voi lähettää sinun tietosi johonkin appiin, josta olet koskaan kuullutkaan, niin sitten se voidaan lähettää jollekin, jota ei ole koskaan edes ajatellutkaan. Ja tätä he pitivät eh, tietoisena suostumuksena. Mielestäni niin kylläkään näin ei ollut. Sanoisin, ja mielenkiintoista tässä oli se, että puhuttiin myös niin sanotusta kolmannen osapuolen suostumuksesta. Joku toinen suostui minun sijaani, että sovellus saa minun tietää aika kiinnostavaa, en edes tiedä itse tällaista mitään. Sitten on vielä tämä kolmannekin osapuolen suostumus sitten olemassa. Ja he sanovat oikeastaan niin, että näitä sovelluksia säädetään laissa, jos tämä appi löytyy pohjois niin sitten on Pohjois-Korean lakista säätelee, eikä ole mikään ongelma, jos Facebookin mukaan. Ja käyttäjän pitää varmistaa, että sovellukset seuraavat lakia, kuten miten joku iso, joku 20 vuotias vaikka seuraa tätä kaikkea ja ottaa selvää. Sitten oli uusi auditointi tästä asiasta ja aikanaan 2012 tietosuojakomissaari Irlanti totesi, että Facebookin pitäisi uudestaan palata tähän ongelmaan ja löytää ratkaisuja siihen 2012, kuusi vuotta sitten siis. Ja Facebook vastasi siihen, että nyt se luottaa siinä, että käyttäjät raportoivat asiasta. He luottivat käyttäjiinsä huom- ja huomaavat, että Games Analytica toimii ja raportoivat sitten tästä. Tämä ehkä oli ihan parasta tietosuojaturvallisuuden aikansa. Ja Tämä on sitä pari asiaa. Ensinnäkin tässä se ilmeisestikin riottiin vallassa olevaa lakia. En usko, että Facebook juurikaan toimii eri tavalla. Tällä hetkellä he ovat muuttaneet tätä tuotetta, mutta muut tuotet ovat pysyneet melkein samanlaisina. Huomaamme, että viranomaiset tässä asiassa katsovat toiseen suuntaan koko prosessi käsittely meni kolme vuotta minulta, koska Irlannin viranomainen ei edes antanut kirjallista vastausta Facebookilta minulle. Kolmen vuoden jälkeen vedin tämän asian pois, koska en pystynyt toimimaan tämän tilanteen, tässä tilanteessa. Minä olen sitä mieltä, että mielenkiintoista on, muuttaako, tämä, muuttaa, muuttaako tilanne yleisen tietosuojastuksen kautta. Tuleeko Facebookin päätöksenteosta niin erilaista. Jos luette yksityispolitiikkaa ja mitä olette aikaisemmin kuulleet tästä esimerkiksi, että kun tehdään rahaa teidän datalla, niin se on ihan legitiimi intressi ja itse asiassa tarkoittaa sitä, että käytetään dataa mainontaan, vaikka nämä WhatsApp-kysymykset, joihin aikaisemmin viitattiin, ja sitten mietin, seuraavatko he edes hengessä tietosuoja-asetuksen henkeä, saatika kirjainta. Ja sitten täytyy tarkistaa, toimivatko viranomaiset todellakin tämän mukaisesti. Pitkällä aikavälillä tulee olemaan kiinnostavaa, jotta saadaan käyttäjät käyttämään oikeuksia, jos käännynkin tietosuojavaltuutetun puolen, niin edelleenkin äh, miljoonia euro, euroja menee oikeus, oikeusjuttuihin jos on 10 miljoonaa on mennyt oikeuskuulun vaikka Irlannissa, joten teillä voi olla oikeudet paperilla, mutta niiden toteuttaminen käytännössä on ihan eri asia. Sitten lopuksi tämä on tällainen yleinen kysymys. Me tarvitsemme rahoitusta lainvalvontaan jäsenvaltiotasolla, mutta myös EU-tasolla todennäköisesti, että voidaan varmistaa lainvalvonta ja estää tai auttaa muita järjestöjä toimimaan tämän mukaisesti, koska jos tällainen asia viedään oikeuteen, niin se kyllä tuhoaa keskiverto kansalaisjärjestön. Tämä onkin tässä ongelmana, että lain valvonta on heikoissa kantamissa, vaikka oikeuksia onkin. Tämä on minun yleinen näkemykseni yleistä tietosuoja-asetuksesta ja lainvalvonnasta. Sitten toinen asia, oma asiansa on avoimet verkot meillä on tässä markkinoiden epäonnistuminen. Monet ihmiset vihaavat Facebookia, mutta heillä ei ole muutakaan vaihtoehtoja. Ja Euro, EU toimii aika hyvin, se avasi näitä verkostoja. Onko se sitten verkostoja, onko se sitten kaasuverkosta tai puhelinverkosta. Mutta eri poliittiset ryhmät myös tätä tukevat mielenkiintoisesti, mutta me emme ole avan, avan näitä sovelluksia. Ja pitkällä aikavälillä tarvitaan painostusta, jotta markkinat alkavat toimia asianmukaisesti tästä voi löytyä sellainen ratkaisu, että luottamus syntyy pitkällä aikavälillä. Mutta kuluttajien pitää tehdä sellaisia valintoja, että yritykset joutuvat noudattamaan mm, lainsäädäntöä ja ihmisten toiveita. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava puhe on Lord Richard Allen. Hän on ollut vuodesta 2009 Facebookissa Eurooppa-politiikan johtajana. Hän tietää yksityiskohdat. Olkaa hyvä. Also delighted to be here and Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Olen iloinen voidessani olla täällä ja voidessani äh, olla paneelissa Maxin kanssa. Minulla on vähän erilainen näkemys tapahtumista, se ei varmaan mitenkään yllättävää. Minä tulin yrityksestä, joka kuunteli kritiikkiä, tapasi kriitikkoja ja minä näin varsin hyvin toimivan prosessin, jossa sääntelijät olivat mukana, mutta meillä on erilainen arvio siitä, miten lakia pitäisi soveltaa ja tämä koskee yleistä tietosuojalainsäädäntöä, on erilaisia näkemyksiä eri konsepteista ja varmaan Maxin toimisto tulee niitä testaamaan tulevina kuukausina ja äm, vuosina. Kyberturvallisuudesta ja suojasta haluaisin vastata kysymykseen, joka esitettiin aikaisemmassa sessiossa vastuu kysymyksistä. On hyvin paljon asioita, jotka liittyvät tietosuojaan, mutta monet ongelmat, jotka liittyvät kuluttajan luottamukseen, ovat laajempia ja ne liittyvät haitalliseen toimintaan alustallamme. Äh, ensimmäinen tapa äh, puolustautua on ehkäistä äh, ihmisten, joilla on pahat mielessään pääsemästä meidän palveluihin. Ja kerroin teille jo, miten toimimme väärennettyjen tilien suhteen. Ähm, suurimmalla osalla palveluista on jotain sääntöjä, esimerkiksi useammat tilit yhdelle henkilölle saatetaan kieltää tai automaattiset tilit. Facebookilla on ylimääräinen vaatimus, että ihmisten on käytettävä todellista identiteettiä. Ja tämä on avain piirre Facebookista, että ihmiset jakavat nimensä perheensä ja ystäviensä kanssa. Ja sitten nousee esiin kysymys, että pitäisikö palvelujen vaatia todistusta henkilöydestä sitä voidaan pohtia. Me investoimme kovasti siihen, että yritämme ehkäistä rekisteröintejä, jotka rikkovat sääntöjä. Me käytämme erilaisia menetelmiä. Standardimenetelmä on se, että katsotaan useampia rekisteröintejä yhdestä maasta, joka on korkean riskin maat. Sitten meillä on myös hyvin hienostuneita hyökkäyksiä. Siinä meidän yrityksemme käyttää maailman johtavia kyberturvallisuusasiantuntijoita tällaisten hyökkäysten estämiseksi. Me emme tietenkään puhu tästä yksityiskohtaisesti julkisuudessa, koska emme halua helpottaa hyökkäjien toimintaa, mutta voitte katsoa internetin tutkimusviraston toiminta Yhdysvalloissa, se on nyt julkista ja he pitkään loivat tällaisia realistisia tilejä levittääkseen vääriä tietoja. Nyt kun me tiedämme, miten he toimivat, niin me rakennamme tämän mukaan tuleviin järjestelmiimme. Sitten esitettiin kysymys Unkarin vaaleista. Jokaisessa vaalissa me katsomme, millaisia aikaisempia hyökkäyksiä on ollut ja yritämme ehkäistä niiden tapahtuman. Yritämme ehkäistä myös tietojen louhinnan, jossa ihmiset yrittävät saada tietoja julkisilta sivuilta. Osa tiedoista on julkisia, ihmiset yrittävät kerätä niitä tietoja ja luoda tietokannan sen pohjalta. Käytämme erilaisia merkkejä, esimerkiksi kuinka monta kertaa sivulle on menty ja muuta tällaista. Ja sitten Ähm, Cambridge Analytican kohdalla yritämme ehkäistä sellaisia ihmisiä, joilla on oikeutettu pääsy äh, esimerkiksi sovelluksen kautta ja jotka sitten käyttävät näitä tietoja laittomiin tarkoituksiin. En ole sitä mieltä, että korjaukset ovat kosmeettisia. Meillä on tämä sovellusekosysteemi, jos ihmiset haluavat luoda sosiaalisia sovelluksia tai käyttää niitä, meidän pitäisi helpottaa sitä. Tällä helppoudella on omat riskinsä ja me yritämme vähentää näitä riskejä. Se tarkoittaa, että fyysisesti yritämme vähentää sitä tapaa, jolla ihmiset voivat hyödyntää noita tietoja. Sitten toiset asiat, joissa meidän täytyy osoittaa vastuuta, monet niistä sisältävät automaattisen tai ihmisen äh, valvonnan. Äh, Edistyneimpiä olemme lapsipornografiassa. Äh, tässä me olemme kehittäneet tekniikoita, joilla yritämme pysäyttää tällaisen materiaalin päästyn alustalle. Tämä on varsin helppoa, koska lapsipornografia on aina laitonta, ei ole mitään kysymystäkään siitä, miten se voisi mukaan laillisesti sinne laittaa. Se on aina laitonta ja me poistamme sen. Ja teemme yhteistyötä komission kanssa, entisen komissaarin eli Kruusin kanssa. Samantyyppistä tekniikkaa käytämme terroristisen propagandamateriaalin suhteen. Teemme yhteistyötä muiden kumppanien kanssa, Avramopoloksin ja Kingin kanssa komissiosta. Edistymme siinä enemmän kuin olisi koskaan ajateltukaan. Pystymme nyt tunnustamaan paljon ISIS- ja al terroristisisältöjä jo ennen kuin siitä ilmoitetaan. Ja, idealisti jopa ennen kuin se nähdään niin, että voimme poistaa sen aikaisemmin sivuilta. Tämä on hyödyllistä luottamuksen suhteen. Silloin ihmiset uskovat, että palvelumme tuovat julkista hyvää eivätkä haittaa. Sitten puutumme myös vihapuheeseen yhdessä komissaari Jourovan kanssa. Tämä on hankalampaa, koska on ymmärrettävä ironiaa ja muita mm, piirteitä, mutta edistymme siinäkin. Ja vielä eräs asia, josta olemme puhuneet hyvin paljon tänään, nimittäin valeuutiset. Minä olin asiantuntijaryhmässä ja olen nyt mukana tässä työssä, jota komissaari Gabriel johtaa. Tämä on kaikkein monimutkaisin aihe, koska yhden henkilön valeuutinen on toisen henkilön poliittinen puheenvuoro. Meidän on ymmärrettävä tämä ja tässä on suuria haasteita siinä, miten määrittelemme valeuutiset. On erilaisia aloja aloitteita. Ranskan yritys säätää laki tässä asiassa on mielenkiintoinen, mutta meidän on jotenkin vastattava tähän ongelmaan, se lisää kuluttajien luottamusta. Ja sitten eräs asia, joka kiinnostaa tätä parlamenttia, on tiedolliset ja tekijänoikeudet. Haluamme varmistaa, että meidän alustamme kautta ei laittomasti jaeta tekijänoikeuksien alaisia tuotteita. Ja sitten viimeinen asia, josta olisin puhua, on mainonta. Mainonnasta on paljon puhuttu täällä. Kuten sanoimme aikaisemminkin, me uskomme, että nettimainonta on hyväksytty ja hyväksyttävä tapa rahoittaa monia nettipalveluja, kuten meidän palveluamme. Se on tapa PK-yrityksille mainontaa, mainostaa aikaisemmin esteet mainonnalle pienelle ja keskisuurille yrityksille olivat liian suuret. Ja pääsy on ilmaista kuluttajille. Tämä mahdollistaa suuren pääsyn. Me olemme puhuneet digitaalisesta kuilusta. Se, että monet internetpalvelut ovat ilmaisia, vähentää tätä digitaalista kuilua, mutta ymmärrämme, että tätä voidaan väärinkäyttää ja se asettaa ylimääräisiä vaatimuksia mainostajille mainontajien kohdalla esimerkiksi vaaditaan korkealaatuisempaa sisältöä. On sisältöä, jota hyväksymme yksityisessä tiedotuksessa, joka ei sopisi mainoksiin. Meidän täytyy myös kerätä maksutietoja mainonnassa, esimerkiksi luottokorttitietoja, ja tavallinen kuluttaja ei hänen ei tarvitse tarjota tätä tietoa. Teemme myös yhteistyötä tietosuojaviranomaisten kanssa. Meillä on yhteyspisteitä niin, että voivat ilmoittaa meille epäsopivista äh, mainoksista, mainoksista, joilla yritetään myydä äh, tuotteita, jotka ovat väärennettyjä ja niin poispäin. Meidän etumme mukaista ei ole se, että meillä olisi huonolaatuisia tai harhaanjohtavia mainoksia järjestelmässämme. Ja sitten eh, erittäin tärkeä osa eh, välineistöämme on se, että mainonnasta on tehtävä avoimempaa. Me uskomme, että avoimuus auttaa eh, kaikkia valvojia, poliittisia tiikassa tai kuluttajan suojan alueella pystyvät sitten tunnistamaan huolestuttavia mainoksia ja eh, ilminantamaan ne. Toivottavasti olen tässä käsitellyt eh, pääkysymykset, jotka liittyvät kyberturvallisuuteen, kuluttajan suojaan ja kuluttajan luottamukseen. Nyt nousee esiin hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Me tiedämme, että jotkut ihmistä vastustavat tätä meidän identiteettipolitiikkaamme, mutta mutta meidän mielestä myös on tärkeää, jotta voidaan ehkäistä haittoja. Myöskin tämä automaattinen tietojen käsittely epäsopivan tiedon poistamiseksi. Kuitenkin poliitikot, jotka vierailivat Berliinin keskuksessa, me sanoivat, että miten voimme toimia, jotta kuluttajan ei tarvitse nähdä hirveää sisältöä, kuten esimerkiksi lapsipornografiaa tai terrorista sisältöä. Ja sitten on suuria kysymyksiä mainosten väärinkäytöstä, erityisesti politiikassa, mutta samanaikaisesti haluamme varmistaa, että kommunikointi on helppoa ja halpaa olen mielelläni valmis keskustelemaan näistä aiheista nyt. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt sitten kysymykset. tunnette säännöt yksi minuutti jokaisen kysymykselle kaksi minuuttia vastaukseen. Kysymykset pitäisi suoraan osoittaa yhdelle henkilölle. Ja Kysymykset esitetään The Hunt-järjestelmän pohjalta. Kymmenen jäsentä esimerkiksi seuraan tässä sääntöä, niin kuin olemme sopineet tästä. Ja pyydän sitten puhu, puhuja puhumaan kert- ensin EPPstä, herra Adep. Moi въпрос е насочен към Лорд Алън. Нека приемем, че Фейсбук... Puhemies, niin Facebookilla on pyrkinyt takaamaan käyttäjien tiedot. Kuitenkaan se ei pystynyt kyberhyökkäyksiä. Niin kuin olemme nähneet, Facebookilla ei ole, se ei pysty hallinnoimaan käytössään olevia tietoja ja niitä päätyy sitten kolmaselle osapuolelle ja tietoja ei pystytä suojelemaan. Tämän takia kysyisin, miten Facebook auttaa yrityksiä muun muassa, jotka saavat tietoja Facebookin käyttäjältä, miten näitä tietoja voidaan suojella kyberhyökkäyksiltä, erityisesti kun ajatellaan tätä asiakirjaa, jonka yli 40 yritystä on allekirjoittanut mukaan lukien Facebook tämän vuoden huhtikuussa. Ja sitten vielä, pystyykö Facebook varmistamaan, että muut yritykset suojaavat näitä asiakkaiden tietoja asianmukaisella tavalla? Thanks very much for that question. Um... Kiitos tästä kysymyksestä. Vastaan kahdessa osassa, joka on laajemmin. Ensinnäkin eh, teollisuuden alana kyllä me ymmärrämme, että meillä on velvollisuus auttaa toinen toisiamme ja jotkut alueet, joita tässä kuvasin, dynamiikka, johon pyrimme, on, että isommat yritykset, Facebook on yksi näistä, Google ja muut tietenkin, me pyrimme löytämään sellaisia metodeja, joiden mukaan jaetaan tieto, vaihdolle parhaimpia käytäntöjä yrityksissä. On selvää, että kyberturvallisuuden kaltaisen asian ei pitäisi olla sellainen, että tätä kautta pyritään saamaan kilpailuetuja, vaan pitäisi pyrkiä suojelemaan koko, koko ekosysteemiä. Ja me olemme ottaneet käyttöön välineitä kuin tällaisia jälkivaihtoja, että kaikki pystyvät toimimaan turvallisesti. Ja jos jotkut muut, jollakin muulla yrityksellä on heikkouksia, niin se voi vaikuttaa meihin haitallisesti. Jos ihmiset pääsevät yhteen järjestelmään käsiksi ja käyttävät sen, tätä dataa, ja hyppäävät tavallaan eri järjestelmän yli, joten meillä kaikilla on tässä oma etuojassa. Sitten yksi mielenkiintoinen alue, mikä on ensimmäisen, toisen, kolmannen osapuolen vastuu missä tieto kulkee. Tietysti Facebook, kun seuraava tätä Cambridge analytica tässä olemme puhuneet tuota asian syvällisesti, ja jotkut asiat joskin asioissa on vähennetty tietoa, joskus pyritään lisäämään valvontaa, tai ihmiset meiltä odottavatkin, mutta jos me, me, jatkuvasti puhelin kädessä ja päivittäin lataamme äh, sovelluksia ja kun sitten näin teemme, niin tiettyä tietoa sitten siirtyy aina. Mielestäni tämä on hyvin kiinnostava kysymys, ei minulla varmaankaan ole vastausta. En voi sanoa kuinka paljon ja, äh, äh mm, friktiota pitäisi saada tähän järjestelmään, minkä pitäisi kuulua äh, alustalle ja mikä käyttäjälle ja mikä kolmelle osapuolelle. Meidän pitäisi avoimesti tästä keskustella. Jos on tämä kaikki on ensimmäisen osapuolen vastuulla, silloin voitaisiin, että pitäisi sulkea koko alet, mm, alusta, ja se olisi kilpailun vastaista. Jos ensimmäinen osapuoli ei ota ollenkaan vastuuta, niin ihmiset järkyttävät tästä. Meillä pitäisi olla kyllä aitoa keskustelua siitä, miten haluamme jakaa vastuuta niin, että <laughs> tietoja suojellaan, mutta emme liikaa estä toimintaa, jos ihmiset, kun ihmiset haluavat toimia verkossa. Äh, next speaker is äh, Birgit Seuraavaksi Birgit Sipel SD-ryhmästä. Thank you very much. I will not... Kiitos oikein paljon. En mene äh, uuteen kiistaan Facebookin edustajan kanssa, mutta olen ymmärtänyt, että jos pelkästään luo sovelluksen, niin se antaa legitiimin pääsyn tietoon, joka on hullua ja sitä ei voi hyväksyä, jos katsotaan, mitä on tapahtunut. No, haluaisin esittää kysymyksen suoraan Rova Pahlille, koska monet ihmiset käyttävät näitä digitaalisia palveluja tietämättä, mitä tapahtuu ja miten tietoja käytetään, mikä prosessi tässä taustalla on, miten profiloidaan. Ja he eivät tiedä, ja ehkä se ei ole mahdollistakaan saada selville, mikä on väärennetty tili ja miten sitä pitäisi käsitellä, joten haluaisin kuulla teiltä, mitä voimme tehdä lisäksi pannakseemme toivottavasti kaikki tietosuoja-asetuksen säännöt täytäntöön. Onko teillä eh, eh, ajatusta siitä, kuinka paljon tarvitaan e-yksityisyyttä. Auttaisiko se, että kouluissa opetettaisiin enemmän medialukutaitoa ja jos puhutaan luokakanteista, ryhmäkanteista ja muista tällaisista, niin tekeekö teidän järjestönne mitään yhteistyötä tietosuojajärjestöjen kanssa? Ja jos tällaista yhteistyötä on, niin millaista se on? Kiitoksia thank you very much, for this question. Kiitoksia. Obviously the, äh, Rova Sipel tästä kysymyksestä. Tietenkin tämä on kovasti mielessämme, mitä voimme tehdä, mutta yleisessä tietosuoja-asetuksessa on tämä äh, yksityisyyden suoja äh, sisäänrakennettuna periaate. Ja tämä jota ihmiset tarvitsevat. Heidän täytyy ajatella, että periaatteessa palvelut, joita käytän, niiden pitäisi suojata yksityisyyttäni ja nämä yleiset asetukset, perusasetukset, niiden pitäisi jo suojella yksityisyyttä, niin se tapa, millä nettisivut esittelevät ne vaihtoehdot, joita kuluttajat voivat valita, on erittäin tärkeä. E yksityisyys on erittäin tärkeä väline kuluttajille, koska yleinen tietosuoja-asetus ei ole riittävä suoja, kun on kyse kohdistetusta mainonnasta. Meidän täytyy saada hyvä tulos tässä sähköisessä yksityisyyden suojassa. Ja sitten medialukutaito on erittäin tärkeä, tietoisuuden lisääminen. Meidän jäsenemme aikovat nyt laatia sovelluksia, joiden avulla kuluttajat ymmärtävät paremmin oikeutensa ja miten voivat parhaiten väli- valittaa. Yksi tärkeä osa yleistä tietosuoja-asetusta on se, että viranomaisten on nyt vastuttava valituksiin. Heillä on tällainen oikeudellinen velvoite, ihmisten pitäisi se tietää, koska silloin he paljon herkemmin tekevät näitä valituksia. Yleinen tietoisuuden lisääminen on tärkeää, mutta ei meidän pitäisi liikaa taakkaa kuluttajien harteille äh, laskea, että heidän täytyy jotenkin hallinnoida yksityisyyttään. Kyllä se on yrityksillä näemme nyt Facebookin kohdalla sen, että Saksan kuluttajansuojan viranomainen katsoo Facebookia kilpailun näkökulmasta, koska sillä on markkinavalta eikä kunnollista vaihtoehtoa markkinoilla ole. Kiitoksia Isabella Monte. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymys kuluttajien oikeuksista. E, e, kysymyksen esitän Lordi Allanille ja haluaisin kysyä näistä valeuutisuuksista ja väärennetyistä tileistä. Miksi ei ole tällaista selkeää rekisteröintijärjestelmää, jossa lähetetään koodi ähm, tilinomistajan äh, kännykkään. Ja sitten onko vuoden 2011 jälkeen äh, teillä ollut tietoa näiden tietojen leviämisestä? Mikä oli reaktio Facebookin sisällä? Miten käyttäydyitte? Millaisiin toimenpiteisiin ryhdyitte? ja keskeyttivätkö Irlannin viranomaiset tämän tietojen leviämisen? Kiitoksia. Kiitoksia kysymyksistä. Ensinnä tilien todentamisesta kyllä me käytämme mm, puhelin koodeja, joiden kautta voidaan kirjautua tileille. Me emme tällä hetkellä vaadi mm, täyttä rekisteröintiä lisää todellisia nimiä, tietoja henkilöllisyydestä, mutta niin kuin kollega selitti, jos meillä on kysymysmerkki tilin kohdalla, jos meillä on ilmoitettu mahdollisena väärentynä tilinä, silloin voimme pyytää lisätietoja ja voimme lähettää lisätietoja teille siitä, miten nämä järjestelmät toimivat, mutta jos käytämme sitten tekstiviestikoodia esimerkiksi, jos joku yrittää kirjautua teidän tilillenne omituista paikasta käsiin, pyritään estämään tämän tyyppinen pääsy tileihin, eikä kyse ole niinkään henkilöllisyyden tarkistamista, mutta suhtaudumme avoimemmin tähän keskusteluun, mutta toinen osapuoli argumenttia on, että pitäisi todellakin kerätä enemmän tietoja. Jos kysytään puhelinnumeroita, niin silloin jotkut tästäkin tietysti järkyttyvät. Ja mitä tulee sitten prosessin niin on kaksi tapaa, miten sääntöjät mielestäni voivat toimia meidän kaltaisemme tahon kohdalla. Ensinnäkin odottaa, kunnes joku menee pieleen ja sitten puuttua asiaan ja asettaa teidät syytteeseen. Ja se on ihan järkevä malli sekin. Toinen malli on tällainen interaktiivinen malli, missä sanotaan ihmisille, että näin minä haluaisin, että toimitaan paremmin. Tällaisia parannuksia odotan näkevän ja palaan sitten jatkossa arvioimaan tilanteen. Tämä toinen malli, jonka kävimme läpi eh, Iilanin tietosuojakomission kanssa, he käyttivät paljon aikaa tähän ja vasta vastasivat äh, valituksen aiheeseemme. Itävaltalainen laki, la, la, oikeustieteen opiskelija ei näitä kysymyksiä tehnyt. Ja sitten tuhannet ihmiset tekivät työtä näiden kysymysten parissa. He ehdottivat jotakin muutoksia, ne olivat riittämättömiä ja silloin sitten lisävaatimuksia. Näin tämä prosessi sitten on toiminut. Angelika Miner. Angelika Miner. Um, chair and some... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Näköjään meillä on tänään hyvin paljon itävaltalaisia äh, täällä tänä iltapäivänä. Ehkä se on yhteen sattuma tai sitten ei. Mutta halusin äh, ähm, jatkaa siitä, mitä Max Schrems juuri sanoi. Tämä on todellakin sitä vastaan, mitä kuulimme koko iltapäivän, että muka mitään eurooppalaisia tietoja ei käytetty Cambridge Analytican tapauksessa. Ja se, mitä te, herra Schrems, juuri sanoitte, on aivan selvää näköjään, että äh, näin on, tai ainakaan ei voida väittää, että näin ei olisi ollut. Ja haluaisin esittää tämän kysymyksen teille, Lord Richard Allen. Miten vastaatte tähän? Olette ollut paikalla koko aamu koko iltapäivän ja virallinen tieto Facebookilta on se, että eurooppalaisia tietoja ei ole käytetty. Ja nyt ihan konkreettinen kysymys. Minä olen liberaali ja puolueelleni yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuoja on erittäin tärkeä kysymys. Ja me kuulimme tietosuoja-asiantuntijoilta, että minä poliitikkona en voisi mukaan enää käyttää WhatsAppia, koska puhelimeni eh, tietoja voidaan louhia. Eh, haluaisin tietää teiltä, että onko näin. Specifically. Kiitoksia. Niin, haluan vain selventää Cambridge Analytican liittyvän tilanteen on isompia kysymyksiä siitä, onko, käyttääkö joku sovellus väärin tietoja ja yritämme sitten selittää ja puuttua näihin väärinkäytöksiin. Sitten erityinen kysymys juuri Cambridge Analyticasta. Heillä oli sopimuksia GSR-yrityksen kanssa. Sovit, sopimuksen on Arizona Kogan, kerätkää tietoja amerikkalaisista, joita voidaan käyttää sitten amerikkalaisissa vaalikampanjoissa. Ja 7 prosenttia koski ihmisiä, jotka olivat soveltaneet tämän sovelluksen. Ja he ovat amerikkalaiset. Ja tohtori Kogan sanoi, että hän keräsi paljon tietoja, jossa oli myös eurooppalaista tietoa mukana, mutta tiedot, jotka hän antoi Cambridge Analyticalle, olivat tietoja amerikkalaisista, koska tästä he olivat vain kiinnostuneita. Tätä yritimme selittää. Jos äh, halutaan väittää, että Cambridge Analytica oli joukko eurooppalaisia tietoja, joita käytettäisiin Euroopassa vaalikampanjassa, niin voimme sanoa, että meillä, meillä ei ole sitä todisteita, mutta meidän pitää tarkistaa tilanne, auditoida tilanne. Tämä on ihan äh, varmistaa asia on sanottu, että he pyysivät siis amerikkalaisten tietoja, ja niitä sitten kerättiinkin, ja hän sanoi, että hän oli välittänyt eteenpäin amerikkalaisten tietoja, ja meidän piti varmistaa tämä. Halus, haluan toimia tässä aivan avoimesti. Sitten viimeinen kysymys ei hämmästytä, kun meidän ymmärtääkseni, että äh, tämä suojatumista sovelluksessa, niin kuin ehkä tiedättekin, siinä on tällainen salaus äh, toiminta. Kukaan ei voi lukea teidän viestejä johtuen tästä salauksmekanismista. Meistä tämä on hyvin suojattu väline. Ehkä kysymyksiä voi liittyä kontakt- yhteyslistoihin ja niin edelleen, mutta mitä tulee ydintietoihin, niin ne on vahvasti, vahvalla salauksetekniikalla suojattu. My question goes to Max Schrems. Kysymykseni menee Max Schremsille. Minä tunnen itse asiassa kaksi mallia. Yksi on se, että ansaitsee mainonnalla rahaa verkossa ja toinen on se, että ansaitsee tekijänoikeuksilla rahaa verkossa. Nämä kaksi järjestelmät ovat mahdollistaneet verkon käytön ja mainonnassa sosiaaliset mediat ovat, tai siis mainonta toimii verovapaasti sosiaalisessa mediassa, mutta printtimediassa eh, niiden on maksettava. Onko tässä tulossa tasa-arvoa jatkossa? Sitten meillä on tietenkin eh, tekijänoikeudet, eh, oikeudet, jossa ehm, taiteilijoille on maksettava heidän työstään, mutta sosiaalisessa mediassa tämä ei usein toteudu. Miten voimme kulttuurillisen identiteetin Euroopassa ylläpitää, että saamme nämä asiat tasapainoon. Minä en tiedä, olenko oikea henkilö vastaamaan tähän kysymykseen, mutta voin ehkä jotain elementtejä tähän lisätä, jotka helpottavat kysymykseen vastausta. Ensinnäkin Nettimainonta ei välttämättä ole datapohjaista. On paljon nettimainontaa, jossa henkilötietoja ei tarvita. Esimerkiksi jos joku asetetaan mainonnan kontekstiin, jos on esimerkiksi automainos autosivustolla, tämä on kohdistettua mainontaa ilman äh, tiedonkeruuta. Äh, ei kohdistettua mainontaa ole pelkästään, jos on kaikki tiedot henkilöstä. Näin olisi, niin silloin meillä olisi vain mainonnalla rahoitettua televisiotoimintaa. Meidän on mentävä vähän syvemmälle purkaaksemme tämän standardiargumentin. Jos katsomme nettimainontaa, mainontaa ja me tarkastelemme sitä hyvin paljon, eikä minulla ole mitään lopullisia vastauksia, mutta nettimainonnassa meidän on sitten katsottava, kuka ansaitsee mitäkin äh, määriä rahaa. Keskustelin itävaltalaisen kustantajan kanssa ja sanovat, että mikrokohdistetussa mainonnassa he ansaitsevat vähemmän kuin ei-kohdistetussa mainonnassa, koska Googlet ja Facebookit äh, ottavat suurimman osan tuloista. Ähm, ja tämä sama koskee yksityisyyttä. Meidän on katsottava syvemmin asiaa. Ei niin, että jos ei ole evästeitä, niin sitten kustantajat kuolevat. Asia on monimutkaisempi. Richard sanoi, että meidän on keskusteltava kolmansien osapuolten vastuusta. Ei meidän tarvitse keskustella sitä. Se on yleisen tietosuoja-asetuksen 26 ja 28 artiklat. E, e, meidän ei tarvitse keskustella monestakaan asiasta, koska on lainsäädäntö. Next is Miriam Dali. Seuraavaksi Miriam. Thank you, Chair. Um, and my question is directed to Mr. Schrams because... Kiitos, herra Schrams. Te puhuitte tuomioistuimesta sillä varten piti löytää parametreja lainsäädäntöä varten ja sen pitäisi vastaa, ja todella vastaa silloin, kun on kyse henkilötiedoista ja jos voin sanoa asiat ihan selkeästi. Olen sitä mieltä, että teidän tapauksenne sai paljon seuraamusvaikutuksia Eurooppa-oikeuteen, kun lähdetään tulkintakysymyksiin. Me olemme erittäin kiinnostuneita tässä tulevassa lainsäädännössä. Te pyysit, kysyitte myös yhdessä vaiheessa, kysytte, josko kaikki tämä tulee muut tapahtumaan ERS GPDssä. Me olemme samaa mieltä teidän kanssanne, olemme yhtä huolissanne, onko tämä riittävä, jotta voidaan lopettaa tämän tyyppinen mm, tietojen väärinkoutto. Te olette aktivisti, juristi, Miten te nä, kuinka tärkeänä te näette tämän uudistuksen yksityiselämälle? Mitä neuvoja antaisit ja mitkä ovat juridiset puitteet tulevaisuudessa, jotka voisivat saada lopettamaan kaikki ne mahdollisuudet, joita tällä hetkellä on väärin, väärinkäytölle? Mikä on se suuri prioriteetti, joka pitää ottaa käyttöön? Um, so I think for e-private... tulee verkkoyksityisyyteen. Tästä haluan puhua, koska vuosien jälkeen GDPR olin kyllästynyt täysin Brysseliin, mutta uskon, että loppujen lopuksi tämä pitää sovittaa yhteen yleisen tietosuojastuksen kanssa pelkään sellaista järjestelmää, joka vakiomaisesti jakaisi tietoja ja olisi sitten ongelma perusoikeuskirjankin suhteen minä haluan sanoa tämän. Sitten mitä tulee GDPRään itsensä, mielestäni tämä on ensimmäinen kerta, kun luemme eh, tietosuojapolitiikasta isossa yrityksessä, ei vain Facebookista, vaan muistakin, niin olin hämmästynyt, kuinka he perustavalla tavalla eh, ignoroivat parlamentinkin päätöksiä. Ensimmäiset valitukset liittyvät pakolliseen eh, lainvalvontaan. Nyt joudutaan erottamaan hyväksyntätuotteista. Tästä keskusteltiin valtavasti parlamentissa ja tosi pitkään tähän viitataan jo kaikissa lakikirjoissa ja isot yritykset eivät tästä välittänyt vähänkään. Fe, Facebook lopulta sanoi, tai sitten Facebookissa sanoi, että meidän pitää sopia, hyväksyä tämä, että voi muuten enää toimia. Niin mietin, mikä teoriana tässä on tämän takana. Tämä asia tullaan häviämään, se tulee maksamaan jopa 4 prosenttia maailman tie, tai yritysten mm, liikkeenvaihdosta. Mutta mikä tämä teoria tässä takana on, jos ei välitä GDPR? Tämä on vain yksi esimerkki. Minulla on sellainen tunne jopa, että että ei haluta sitä, että Euroopasta alkavat säätelemään, koska jos Eurooppa onnistuu tässä, niin sitten muuka, muukin muu maailma joutuu noudattamaan. En tiedä, mikä tämä teoreettisesti taustalla on, mutta on mielenkiintoista, kuinka pitkälle tietämättömyys jatkuu tässä. Se on erilaisia tulkintoja ja sitten hiukan työnnetään rajoja eteenpäin, mutta kävi kuitenkin aivan selväksi, että tällaista ei tässä ollenkaan välitetty. Ja tämä tässä on kiinnostavaa oikeastaan, koska me toivomme, että 4 prosenttia hoitaisi tämän asian. Pienet yritykset, yksittäiset yritykset, ovat eh, kauhuisan tästä rahasummasta, mutta ilmeisesti tämä ei kuitenkaan vaikuta kaikkiin yrityksiin, mutta tämä on vain ensimmäinen vaikutelma ja siksi viemme asioita oikeuden eteen ja pakotamme myös viranomaiset lainvoimalta töihin ja voidaan tehdä vetoomuksia. Mielenkiintoista sitten nähdä, miten eri viranomaiset tähän suhtautuvat, mutta uskon, että eri jäsenvaltiot vas- reagoivat varsin eri tavoin. No, uh, Reinhard Pytikova. Reinhard Bütikofer. Lord Allen, you annoyed Lord Allen, te ärsytitte minua sarmikkaalla äh, kyynisyydellänne, kun sanoitte, että on usein erilaisia näkemyksiä äh, sellaista konsepteista, kuten ähm, äh, perusteltu ähm, tietoinen hyväksyntä, joten en halua esittää teille kysymystä. Mä haluaisin, että Rova Pahl vähän tarkemmin puhuisi niistä kysymyksistä, jotka liittyivät joukkokanteisiin, alusten vastuullisuus ja muut toimenpiteet. Ovatko sellaiset kysymykset, kuten algoritmin valvominen tai algoritmien etiikka, asia, jota meidän pitäisi säädellä, vai mikä olisi prioriteetti? Thank you very much. Uh, maybe just to... Kiitoksia. Ehkä erittäin tässä on niin kollektiivinen oikeusuojakeino. Tämä pitää, niin GDPR ei mahdollista tällaista kollektiivista toimintaa. Tämä on myytti, joka aina tulee esiin siellä sun täällä. Tämä ei ole mukana tietosuoja-asetuksessa siinä jäsenvaltiolla on vain sellainen mahdollisuus, että ne voivat mandatoida valtuuttaa järjestöjä, jotka suojaavat rekisteröityjen oikeuksia ryhtymään oikeustoimiin, estämään laitonta toimintaa, mutta vain jos kyseiset järjestöt yksittäiset saavat valtuutuksen kuluttajilta tai rekisteröiltä, silloin voidaan hakea korvauksia. GDPR ei tästä mitään säädä, mutta uusi kuluttajasopimus, jota on ehdotettu komissiosta huhtikuussa, se on kuluttajan suojatoimi. Siinä on mukana myös kollektiiviset joukko, no, oikeusuojakeinot tietoturvan On hyvin tärkeää, että tällainen kollektiivinen mahdollisuus ja tämä väline mahdollisimman nopeasti hyväksytään lainsäätäjien toimesta, jotta varmistetaan todellakin, että meillä on käytössä jotakin konkreettista, kun suoja, toimitaan massiivisessa henkilötietojen tietoturvaloukkauksia, koska nyt vain neljä yrityksiä on antanut tällaisia välineitä käyttöön. Facebookin tapauksessa neljä äh, kuluttajasuojajärjestöä joutuu oikeuteen tässä asiassa muutaman pian, mutta muulla Euroopalla ei ole tällaisia välineitä käytössään. Sitten algoritmeista mielestäni tämä on asia, joka on hyvin tärkeä kysymys todella, mutta se on myös relevantti GDPRn kannalta, kun ajatellaan, että algoritmeja käytetään yhä enemmän ja enemmän automaattisessa päätöksenteossa ja keinoälyssä ja sponsoroidussa päätöksenteossa. Ja yksi ydinkysymyksistä, jota meidän pitää tutkia lainvalvontakysymyksissä, tulkintakysymyksissä, on se kysymys, minkälaisia oikeuksia kuluttajilla on, jos automatisoitu päätös tehdään, että saa sitten pääsyn tiettoihin tietoihin perustuen henkilötietoihin, joiden pohjalta päätös on tehty, onko suluttu jotakin pois vai ei. Ja yleinen tietosuoja toteaa, että on oikeus saada selitys ja että on oikeus olla hyväksymättä päätöstä, mutta epävarmuutakin tähän liittyy, joten varmastikin haluamme tästä selkeän tulkinnan tuomioistuimelta vaihe- myöhemmässä vaiheessa. Kiitos. Seuraavaksi Marie Delvaux, olkaa hyvä. Uh, thank you. Well, I will also turn to Madame. Kiitoksia. Minäkin käännyn Rava Pachelin puoleen, koska minä osallistuin Tämän sen kahteen osaan ja on sanottava, mitä hyötyä on esittää kysymyksiä Facebookille, koska mitään uutisia ei ole, kaikki on hyvin. Ja sitten jos katsoo tämän puolen panelistien kehon kieltä, niin minulla on se vaikutelma, että se mitä te sanotte ei ole totta laisinkaan. Meillä ei ole mitään uutta tietoa ja toivottavasti tietosuoja viranomaisillamme on vahvuutta panna täytäntöön tämä uusi lainsäädäntö. Se on se haaste, joka meillä on ja erityisesti harmonisointi ja harmonisoitu lähestymistapa jäsenvaltioiden kesken, se on suurin haaste ja tämä 4 eh, prosenttia on ehkä eh, riittävästi. Ja sitten toinen eh, väline voisi olla tämä joukokanne mutta nyt minulla on kysymys tietosuojasta komission ehdotuksen puitteissa. Kuinka voimme arvioida moraalisen haitan? Tämä on suuri kysymys. Me puhumme taloudellisesta haitasta, mutta entäs moraalinen haitta? Millaisena sen näette? Puhuin liian pitkään, pyydän anteeksi. I think this is really one of the core questions. Kiitoksia. Tämä on ihan ydinkysymyksiä ja minulla ei ole valmista vastausta tähän pahoittelen, mutta varmasti voidaan todeta, että GDPR tunnustaa sen, että on materiaalista ja ei-materiaalista haittaa tietoturvaloukkauksista, joten kun pyydetään korvauksia, on mahdollista tällaisen näin tehdä rekisteröityjen kohdalla. Tämä näin on kautta EUn. Me toiseksi tiedämme sen, että tiedon arvo on sellainen, mistä ei ole mitään standardeja olemassa, ei mitään kovin selkeää oikeuskäytäntöä, mutta ehkä kollegat voivat tässä täydentää tätä puolta, mutta meidän pitää sitten nähdä jatkossa, miten tullaan päättämään, jos jäsenjärjestelmä ovat vieneet näitä asioita oikeuteen, he ovat pyytäneet 200 euron korvausta per rekisteröity Tämä koskisi myös kaikkia Facebook-käyttäjiä, niin kuin aikaisemmin selitin, ei vain tätä Cambridge Analyticaa. Tämä on vain yksi viittauskohde, jonka he ovat ottaneet käyttöön. Pitää tehdä selväksi, että kyse ei ole vain taloudellisesta ulottuvuudesta se on varsin vaikea todistaa joskus, mutta tarvitaan myös korvauksia muille haitoille, joita on syntynyt kuin taloudellisille sellaisille. If I may jump in for a second, we had Jos voin vielä hiukan jatkaa. Tu, tu, korkein o, Itävallan oikeus teki tästä päätöksen ja tämä summa nousi Kanadassa jossa on eurooppalainen 25 000 Kanadan dollaria, joten tuomioistuimet tästä lopulta päättävät, mutta 200 on kyllä mielestäni ihan alhaisin taso, mitä voidaan miettiä. Sitten jos tämän moninkertaista miljoonilla henkilöillä tämä koskee, niin silloin jos kun mennään yli 40 prosenttia, siitä kyllä sitten tuleekin mielenkiintoista. Kiitos. Cornelia Ernst. Ja vielen dank. Niin paljon kiitoksia. Minä haluaisin esittää kysymykseni Max Schremsille. On ollut jo kanteita, joita olette nostaneet. Ne olivat menestyksekkäitä, ei kysymystäkään siitä. Ja nyt halusin kysyä valitusmahdollisuudesta, viranomaisista ja luottamuksesta. Mitä Facebookin pitäisi tehdä, jotta Facebook saisi Max Schremsin luottamuksen takaisin? Se olisi minulle tärkeää, koska nyt on taas kanne Facebookia kohtaan ja muitakin kohtaan? Tämä on ensimmäinen kysymys. Toiseksi valvontaviranomaiset ja muut, kuinka hyödyllisiä ne oikeastaan olevat, kuinka hyvää valvonta on, milloin se toimii, missä on puutteita. Ja kolmas kysymys on ihan lyhyt. Halusin mm, jatkaa siitä, mitä liberaalikollega kysyi. Halusin kysyä WhatsAppin tietosuojasta. Ehkäpä osaat siitäkin sanoa jotain. From the back, basically for... Aloitanpa loppupäästä WhatsAppin kohdalla. On niin, että metatietoja myydään eteenpäin Facebookille. Ja tämä on se perusongelma ja valitettavasti tähän ei vastattu aikaisemmin, mikä minäkään voi antaa enempää vastausta. Tällä hetkellä sen käyttö se laitonta, mikä olisi perusongelma yrityksille. Yleisen tietosuoja-asetuksen avulla viranomaisilla on nyt välineet tutkia ja rangaista ja niin poispäin. Suuri kysymys ei ole niinkään laki, vaan yksityisyydessä kulttuuri. Minä olin äh, ihan tavallinen juristi, joka ajatteli, että yksityisyydessäkin toimitaan niin kuin esimerkiksi parkkisakkojen kohdalla. Jos pysäköi väärin, niin sitten saa sakot, mutta näin ei ole. Tämä johtuu siitä, että 90-luvulla käytetään sitä pehmeää lainsäädäntöä ja nyt meidän on katsottava seuraavan parin vuoden aikana kehittävätkö viranomaiset sellaisen täytäntöönpanokulttuurin, kuten pankkisektorilla tai missä tahansa alalla, esimerkiksi parkkisakoissa, vai pysyvätkö he tässä vanhassa käytännössä? Tilanne on varmaan erilainen eri jäsenvaltioissa, mielenkiintoista nähdä millainen trendi tästä syntyy. Ja mitä Facebookin pitäisi tehdä, jotta se noudattaisi sääntöjä? 90 prosenttia sen prosessoinnista on laillista, suurin osa on ihan tarpeen mutta kaikki valitukset, joita teimme, olivat sellaisia, että kysyimme, että miten tämä voisi tämä voitaisiin muokata niin, että se noudattaa yksityisyyden suojaa. Ongelma on se, että meillä on tässä kulttuurien konflikti eurooppalaisen lähestymistavan ja yhdysvaltalaisen lähestymistavan välillä, mutta Facebook haluaa järjestelmä, joka sopii kaikkialle ja tässä se konflikti syntyy. Mainonnassakin monet ongelmat voitaisiin ratkaista. Facebook olisi varmaan vähän vähemmän rikas, mutta kyllä se sen varmaan kestäisi. Ja meine Frage geht an, äh... Niin, minun kysymykseni menee Lordi Allanille. Minua kiinnostaisi tietää, millaista yhteistyötä teillä on EUn tietosuojaviranomaisen kanssa, kuinka se toimii ja kuinka se on verrattavissa Irlannin tietosuojaviranomaiseen. Mitä etuja ja haittoja näette? We've made, again, I... Niin. Toivon, toivoksi olemme jälleen saaneet aikaan myönteistä kehitystä viime kuukausina ja vuosina osana GDPR-työtämme Meillä on laaja ohjelma, jossa otetaan mukaan paljon eurooppalaisia tietosuojaviranomaisia. Jos aikaisemmin näytti siltä, että me vain olimme yhte- yhteistyössä irlantilaisten kanssa pääsäätelijänä ja äh, suunta- suunnannäyttäjänä, nyt olemme paljon useammin yhteistyössä laajalti eri äh, tietosuojavaltuutettujen kanssa kautta EUn. Olemme Meillä on myös erittäin merkittävä henkilö tietosuojakysymysten johtajana ja hänen roolinsa. Hän nyt rakentaa toimistoa GDPR pohjautuen hänen tehtävänään on olla yhteydessä pääasiassa tietosuojaviranomaisiin. Nyt tietysti en halua puolustaa kaikkea, mitä olemme aikaisemmin tehneet, ihan hyvää kritiikkiäkin on tullut, ja, mutta joskus olemme kyllä eri mieltä ja joskus meillä on erilaisia tulkintoja laista. Jotkut ydintapaukset, joita olemme, joten olemme voittaneet, joitakin olemme hävinneet, joskus olemme väärässä, joskus olemme oikeassa, mutta olemme todella sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusta ja olemme sitoutuneet siihen, että olemme yhteistyössä äh, tietosuojavaltuutojen kanssa. Ja sitten vielä lopuksi viittaan tähän 20, 20 prosenttiin, sekin helpottaisi kyllä meidän elämäänkin, niin kuin Max sanoi, me onnistuimme pääsemään siihen pisteeseen, missä saimme heidät tyytyväisesti Tämä on pitkän aikavälin tavoite, jonka voimme itsellemme asettaa. Thank you. Kiitoksia. Haluaisin kääntyä Lodi Allenin puolen. Hän ei aluksi vakuuttanut minua. Jos todellakin haluatte torjua eh, näitä väärennettyjä tilejä, teillä täytyy olla järkevä järjestelmä. Nyt te lähetätte tällaisen koodin eh, kännykkään, se ratkaisi monia kysymyksiä. Näin teidän pitäisi tehdä muuten tämä teidän ilmoituksen että haluatte ratkaista väärennettyjen tilojen, tilien ongelman, on vähän ähm, keinotekoinen. Sitten yksityisyyden suoja aikaisemmin, millainen pohja yksityisen suodalla oli ja nyt mikä on tämä mm, legitiimi etu. Mikä on tämä legitiiminen etu? Onko se se, että sitä tietoja voidaan käyttää taloudellisesti hyödyksi vai mitä varten? Again, I think... tileistä olen yrittänyt näyttää, että tämä on varsin avoin alue, josta voidaan keskustella Tämä liittyy tähän datan minimointiin. Me olemme vielä toimineet niin, että että on kerätty huomattava määrä herkkää tietoa, jotta voitaisiin todentaa joidenkin henkilöllisyys, mutta ymmärtääksemme eri EU-jäsenvaltioissa ja muuallakin tämä on avoin kysymys, josta vasta keskustellaan. Ja tämä on tämä testi, jota pitäisi soveltaa. Me ymmärrämme asian toistaiseksi niin, että silloin, jos todellakin epäilemme jonkin, jonkun identiteettiä, niin ja näyttää että tämä, siltä, tämä on väärä tili, niin niissä olosuhteissa pyydämme lisätietoja, se olisi perusteltua. Mutta jos pyytää lisätietoa kaikilta muilta Facebookin käytöltä, se ei olisi perusteltua. Jälleen tästä voidaan keskustella ja tulkinnat voivat muuttua ajan mukana ja ehkä maat säätävät lakeja eri tavalla. Esimerkiksi Viro, jolla on digitaalinen identiteetti, ehkä he haluavat säätää lakeja tästä. En halua nyt kuulostaa siltä, että olisimme kovasti huolissamme tästä ongelmasta, mutta meidän pitää ottaa huomioon turva-aspektit ja yksityisyysaspektit samalla. Sitten legitiimi intressimme, mm, niin kun ajatellaan asioita, joita meidän pitää tehdä, voimme tehdä palveluita yksilöille. Ja osa tästä liittyy toimintaan, joka meidän pitää tehdä, niin kuin kollega tässä selitti, jotta voimme rahoittaa tämän palvelun ja varmistaa, että se on saatavilla ihmisille. Meistä ei tunnu siltä, että tämä voidaan erottaa. Uskomme kuitenkin, että voidaan erottaa erityinen tieto, joka on kerätty kolmansille puolille, ja tässä vaaditaan tämä suostumus, mutta me kuitenkin uskomme, ja varmasti tätä tullaan testaamaan, johtuen maksin ja muiden toiminnasta, me uskomme, että Tämä on ihan asianmukaista ja sopivaa ja täysin sopii yhteen GDPR-asetuksen kanssa. Ja kun ajatellaan somen perusfunktioita ja miten voimme saada aikaan tämän verkoston toiminnan. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä on pitkä iltapäivä, se on tässä loppumassa. Haluan kiittää kaikkia, haluan kiittää teitä kurinalaisuudesta, sääntöjen noudattamisesta. Haluan myös kiittää tulkkeja ja haluan varmistaa, vakuuttaa, että todellakin arvostamme teidän tekemäänne työtä, joten kiitoksia kovasti. Haluan vain muistuttaa teitä siitä, että seuraava kokous pidetään Strasburgissa toinen heinäkuuta. Meillä on jo vahvistus herra Kingiltä, Rova Jourovalta, herra Ansipilta ja samoin komissaareilta Tim- Timmermans ja Vestager. Haluamme tässä me mm, mm, Euroopan laki ja perusoikeudet ovat meille hyvin tärkeitä ja odotamme myös, että Sheryl Sandberg osallistuu tähän. Hän ei ole vielä vahvistanut osallistumistaan mutta olemme varmoja siitä, että hän kuitenkin tietää, että tässä on kyseessä hyvin tärkeä kokous live-valiokunnassa. Siis seuraavan kerran tapaamme siis 7. heinäkuuta ja live-jäsenille 28. kesäkuuta on kokous, se pitää vielä vahvistaa. Ja sitten toinen ja 9. päivä heinäkuuta meillä on normaali kokouksemme Strasbourgissa ja Brysselissä. Kiitoksia kovasti. Kokous päättyy. Mukavaa iltaa.